Buongiorno, Hyvää huomenta kollegat. Istunto avataan. ensimmäinen päivä heinäkuuta olen seurannut jäsenten käytökseen liittyvän komitean suosituksia Jans Daradin osalta, mitä tulee hänen artiklan kolmen mukaisiin kappaleen kolme kohdan 4.2 mukaisiin käyttäytymistä koskeviin velvollisuuksiin koskien intressejä. Tämä päätös on annettu tiedoksi 7. päivä asianosaiseksi 177 artiklan mukaisesti eh, henkilöllä on kaksi viikkoa aikaa tämän ilmoituksen jälkeen eh, antaa sisäisesti vastauksensa Euroopan parlamentin eh, puhemiehistölle. Ennen kuin äh, aloitamme keskustelut, äh, julkistamme toisen äänestyskierroksen tulokset äh, eiliseltä ja ensimmäisen kierroksen äänestyksiä avaamme tänään. Eiliset tulokset ovat seuraavanlaiset. Mitä tulee? Mukauttamiseen

37 hyväksytty. 37, 38, 18, 39 ja 21 hylätty. 40 hylätty. 24, 24, 26, kuten myöskin 4 ja 27 tarkistukset äh, on hylätty. Ja mitä tulee sitten äh, ajopiirtureihin, tarkistus 10, 11 hylätty, 12 äh, hylätty, 13 hylätty, 5 hylätty, 6 hylätty, 7 hylätty, 8 hylätty, 14 hylätty, 15 hylätty, 16 hylätty, 17, 18 hylätty, 19, 9 ja 9 toinen osa hylätty ja 3 hylätty. Mitä tulee puolestaan äänestykseen, joka koskee maantieliikenteen alan kehityksen mukauttamista 7, 8, 17 hylätty, 8, 18 hylätty, 9 hylätty, 1 hylätty, 10 hylätty, 20 hylätty, 22 hylätty, 12 hylätty, 12 toinen osa hylätty, 24 hylätty, 3, 14 hylätty, 4 hylätty, 5 hylätty, 7 ja 16 sekä 6 hylätty. Mitä tulee äänestykseen, joka koskee Euroopan unionin intressien suojaamista,

74 ja 5 hyväksytty ja 111 hyväksytty, mitä tulee sitten neuvoston kantaan koskien maantieliikenteeseen liittyviä velvollisuuksia ja päiväkohtaisia ja viikkokohtaisia minimivaatimuksia koskien lepoaikoja ja ajopiirtyreitä koskien maantieliikenteen alan kehitystä. Yhtään tarkistusta ei hyväksytty. En ole saanut mitään muita 67 artiklan mukaisia pyyntöjä. Eli nämä kolme äm, asetusta katsotaan hyväksyntyiksi. Nyt ähm, siirrymme ensimmäiseen tämän päivän äänestyskierrokseen. Me äänestämme, äh, kuten esityslista määrää, ensimmäinen äänestyskierros äh, aukeaa 15 yli 9. Ja käytämme samaa metodia äänestyksissä kuin eilen. Me käytämme nimenhuutoäänestystä äänestystä Ähm, jäsenet voivat äh, tarkistaa oman äänestys, äänensä äänestystuloksista, jotka julkaistaan ähm, tämän täysistunnon ähm, verkkosivuilla. Äh, kirjallisia pyyntöjä voidaan esittää ja niitä hyväksytään. Niihin voidaan liittää poikkeuksellisesti 400 sanan perustelu. Äänestykset käydään äh, tänä aamuna ja 15 yli kaksi tänään iltapäivällä, niin ne tulokset julkaistaan. Sì, eh, colleghe e colleghi, un attimo. Hyvä kollegat, ähm, pitäisin pienen hetken, äh, jotta voisin tehdä ilmoituksen. Kuten tiedätte, Hongkongissa viime viikolla astui voimaan uusi lainsäädäntö, joka koskee kansallista turvallisuutta. Tilanne muuttuu aina vain dramaattisemmaksi. Jokainen kuluva päivä tuo lisätietoja uusista pidätyksistä, väkivaltaisuuksista, eikä kokoontumista ilmaisuvapaus ole enää voimassa. Kirjastot ja koulut, niiden toiminta on rajattu. Nämä kehityskulut ovat äärimmäisen huolestuttavia ja tämä vaatii meiltä kaikilta rohkeutta, kaikilta Hongkongin kansalaisilta rohkeutta ja sitoumusta. Monet uhraavat henkilökohtaisen vapautensa, jotta voisivat puolustaa vapaata, avointa, demokraattista yhteiskuntaa. tämä kaupunki oli alue, jossa todellinen demokratia on ollut olemassa. Ja nyt jokapäiväiset vapaudet ovat uhan alla, kuten aina parlamentin tulisi osoittaa solidaarisuutta ja puhua vapauksien nakertamista vastaan ja autorit autoritaarista hallintoa, jonka näemme nouseman vastaan. Uskoakseni välitän kaikkien kollegojen tunteet, kun vetoan toimivaltaisiin viranomaisiin, jotta nämä puolustaisivat perusoikeuksia. Kiitoksia. Sitten minä minä, minä. Un attimo di sospensione, poi... Keskeytämme istunnon hetkeksi ja sitten siirrymme esityslistaan. Kiitoksia.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 Good morning everybody. We are... Hyvää huomenta kaikille. Aloitamme yhteiskeskustelun. Eli esityslistan mukaisesti siirrymme nyt yhteiskeskusteluun komission varapuheenjohtajan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat. Tervetuloa Meillä on kolme aihealuetta, jotka liittyvät toisiinsa. Ensinnäkin ihmisoikeuksia koskeva vuosikertomus 2019, toisena vakaus ja turvallisuus välimerellä ja Turkin kielteinen rooli sekä kolmantena valko tilanne. Muistutan kaikkia siitä, että yhteiskeskustelun aikana ei hyväksytä sinisiä kortteja eikä puheenvuoroja esityslistan ulkopuolelta. Komission varapuheenjohtaja, unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, edustaja Borrell, olkaa hyvä. Honorable, honorable members. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. No nyt aika ei ole paljon, eli mennään nyt suoraan asiaan. Eli ihmisoikeuksia koskeva vuosikertomus 2019. Ihmisoikeudet kytkeytyvät ympäristökysymyksiin. Ja joulukuussa kävin ihmisoikeusfoorumilla ja siellä oli ihmisoikeusaktivisteja kaikkialta maailmasta. 2018 77 prosenttia aktivisteista, jotka tapettiin, tekivät työtä nimenomaan ympäristökysymysten parissa. Nämä ovat tärkeitä ja taloudellisesti merkittäviä kysymyksiä. Alkuperäiskansojen oikeudet, myöskin maananastukset ovat huolenaihe. Meidän täytyy ponnistella enemmän näissä asioissa. Kertomuksessa korostetaan myös digitaalista muutosta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Uusi teknologia tuo uusia mahdollisuuksia edistää demokratiaa, mutta se luo myöskin epävarmuutta ja haasteita. Ja parlamentissahan on keskusteltu jo siitä, että meidän täytyy säännellä myöskin eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät keinoälyyn. Nyt on kulunut 25 vuotta Beijingin julistuksesta, joka liittyi sukupuolten väliseen tasa-arvoon, mutta YK on tilastojen mukaan kolmannes naisista maailmassa kärsii edelleen jonkinlaisesta väkivallasta elämässään. Ja tämä siitä huolimatta, että naiset muodostavat niin suuren osan työvoimastamme, esimerkiksi opettajia, sairaanhoitajia, ja naiset ovat joutuneet kärsimään pandemian taloudellisista seurauksista hyvin paljon. No on myöskin hyviä uutisia demokratian ja ihmisoikeuksien osalta – Esimerkiksi Chadissa on kumottu kuolemantuomio, Sierra Leonessa on kielet, tai kumottu laki, joka kielsi raskaan olevien tyttöjen koulussakäynnin. Ja myöskin lapsityövoiman käyttöä on saatu vähennettyä yli 10 000 lasta vähemmän lapsityövoiman käytössä nyt kuin kymmenen vuotta sitten. Sitten Tunisiassa, Sri Lankassa ja Gambiassa on tapahtunut demokraattisia parannuksia. Ja diktaattoreita on vastustettu aikaisempaa enemmän. No, olisi paljon muitakin asioita, mutta nyt täytyy siirtyä esityslistalla eteenpäin. Eli toinen aihe. Vakaus ja turvallisuus Välimerellä ja Turkin kielteinen rooli. Ja itse olen juuri käynyt keskusteluita Turkin ja Maltan kanssa. Viime viikolla kävin Kyproksella ja Kreikassa – ja osoitin heille EUn solidaarisuutta. Ja on selvää, että turvallisuus ja vakaus Välimerellä edellyttää heiltä yhteistyötä. Libyassa ja Syyriassa on vuosikausia ollut konflikteja, ja se on vaikuttanut tähän alueeseen. Se vaikuttaa meidän turvallisuuteemme ja etuihimme kun ajatellaan terrorismia, maahanmuuttoa, poliittista epävakautta Sahelin alueelta ja Lähi-idästä. No, tilanne vaikuttaa myös Turkkiin. Se on mukana sekä Syyrian että Libyan konfliktissa. Sehän on yksi tärkeimpiä tekijöitä kummassakin konfliktissa itse asiassa. Meillä on ollut erimielisyyksiä Turkin toiminnasta Syyrian pohjoisosissa ja lokakuussa neuvosto tiukasti tuomitsi Turkin sotilastoimet Pohjois-Syyriassa, mutta meidän täytyy myöskin katsoa, missä kohtaa etumme ovat yhteneväisiä. Turkki on ollut solidaarinen yli kolme ja puolta miljoonaa syyrialaista pakolaista kohtaan, ja se on antanut humanitaarista apua niille, jotka ovat paineet Idlibin taisteluita – No, ikävä kyllä YK turvallisuusneuvosto päätti olla avaamatta rajoja Turkin ja Syyrian välille, jotta voitaisiin viedä maahan humanitaarista apua. Libyassa pitää tehdä parempaa yhteistyötä. Ja eilenkin, kun puhuin YK turvallisuusneuvostossa, korostin, että Berliinin prosessi on hyvin tärkeä – ja haluamme panna täytäntöön YK asevientikieltoa. Ja sitten meillä on Irini-operaatio ja siinä valvotaan epäilyttävää liikennettä Välimerellä. No sitten Turkki on toiminut hälyttävällä tavalla myöskin Kreikan saarilla. Me olemme nyt allekirjoittaneet allekirjoittaneet Libyan kanssa sopimuksen. No näistä asioista olemme lähettäneet Turkille selkeitä viestejä. Me haluamme suojella jäsenvaltioiden rajoja ja periaatteita, ja me jatkamme poliittisten ratkaisujen etsimistä näihin ongelmiin. Turkki on tärkeä kumppani, maa, Naton jäsen. Ja tämä kielteinen trendi suhteissamme, ja puhuinkin tästä pari päivää sitten Ankarassa turkkilaisille kollegoillemme, tämänhetkinen kielteinen trendi on saatava päättymään – ja kääntymään toiseen suuntaan. Kostotoimet eivät tee välimerestä turvallisempaa aluetta. Eli meidän täytyy käydä vuoropuhelua ja neuvotella, keskustella mielipideeroista. Näistä puhuin viimeksi, kun kävin Turkissa ja sanoin, että meillä on paljon yhteisiä etuja. Ja maanantaina sitten tarkastellaan mahdollisia tapoja edetä. No sitten kolmas kohta, valko tilanne. Eli viimeiset tiedot. Me kiinnitämme erittäin paljon huomiota tähän tilanteeseen, kun otetaan huomioon presidentinvalit 9. elokuuta. Olemme huolissamme kokoontumisvapauden ja sananvapauden rajoittamisesta – Ja maassa on myöskin ahdisteltu opposition ehdokkaita. Sen on loputtava. Perusoikeuksia on kunnioitettava ja ehdokkaiden on pystyttävä olemaan ehdokkaina. Ja Valko-Venäjän on varmistettava, että vaalit ovat oikeudenmukaiset. Ja olemme vaatineet, että välit välittömästi vapauteta kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt. Ja seuraamme tarkasti näitä vaaleja, jotta pystymme vahvistamaan valko itsenäisyyttä. Sehän on ainoa tapa taata tulevaisuudessa vauraus kansalaiselle. valko on ollut mukana itäisessä kumppanuudessa aktiivisesti olemme saaneet aikaan etuja valko kansalaisille, esimerkiksi viisumivapaus, joka astui voimaan ensimmäinen heinäkuuta. EU on valko toiseksi suurin kauppakumppani ja me käymme jatkuvasti vuoropuhelua sen suhteen, miten voidaan parantaa ilmasto- ja ympäristöstandardeja. mitään laillisesti sitovaa sopimusta ei ole. Eli kumppanuuden prioriteetit ovat edelleen meille tärkeä tavoite. Ja nyt on sovittu tietyistä poliittisista painopistealueista mukaan lukien ihmisoikeudet. Ja tällä tavalla voimme saada aikaan enemmän vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä suhteissamme. Puhemies, arvoisat jäsenet, meidän pitää olla avoimia suhteiden kehittämiselle valko kanssa ja meidän tulee edelleen tukea valko ja sen itsenäisyyttä. Mutta tämä kehitys voi pohjautua ainoastaan myönteisille muutoksille, mitä tulee demokratiaan, perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin. Eli palaan nyt siihen, mitä sanoin alussa. Eli 9. elokuuta on presidentinvaalit ja se on tärkeä asia tulevaisuutta ajatellen ja kun mietimme tulevia suhteitamme. Kiitos. Vielen Dank, Herr Vizepräsident. Oikein paljon kiitoksia. Nyt avaamme keskustelun ensimmäisenä kansanpuolueen nimissä. Edustaja Weber, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisa kollega Borrell, hyvät kollegat. Turkkiin liittyen haluaisin todeta seuraavaa. Meillä on paljon yhteistä, yhteiset taloudelliset intressit, yhteinen menneisyys, NATO-jäsenyys. Monet turkkilaiset asuvat Euroopassa ja monet eurooppalaiset Turkissa. Ja meidän täytyy muistaa, minkälainen tehtävä Turkilla on ollut pakolaiskriisin yhteydessä. Tämä pitää muistaa, mutta muutokset ovat nähtävissä. Tästäpä syystä kansanpuolue on pyytänyt tämän päiväistä keskustelua. Me olemme huolissamme muun muassa sen suhteen, miten armeija toimii raja-alueella, laittomat poraustoimet ja konfliktit Libyan liittyen, hyökkäykset Ranskan aluksia kohtaan ja maahanmuuttajien hyväksi käyttö ja ongelmat rajoilla. Eli tässä etäännytään kyllä Euroopan unionin arvoista ja tästäpä syystä Mitsutakista ja Ankiriotosta haluaisin kiittää siitä, että kannatte suuren vastuun koko Euroopan puolesta ulkorajoilla, varsinkin kun otetaan huomioon, miten rajoja on yritetty ylittää laittomasti. Viestimme on, että Erdogan ei voi Eurooppaa kiristää. Meidän täytyy sanoa selkein sanakääntein, että alueen ongelmat eivät ole Kypros, Kyproksen turkkilaisia, vaan EUn ja Turkin välisiä, ja näitä valtioita ei saa jättää yksin ongelmiensa keskellä. Viestimme presidentti Erdoganin suuntaan on se, että Euroopan unioni on valmis kumppanuuden tietä käymään, palaamaan sille, mutta me tarvitsemme kumppanin, joka on valmis tekemään yhteistyötä. Me emme ole naiveja, meillä on mahdollisuuksia reagoida muuttuneeseen tilanteeseen ja mitä tulee tulliliittoon, joka on Turkille äärimmäisen tärkeä, niin on yksi meidän käytössämme oleva väline. Lopuksi haluaisin todeta, että me kaipaamme myöskin rehellisyyttä. Liittymiskeskustelut Turkin kanssa ovat olleet virhe. Se on johtanut pettymyksiin Turkin puolella ja EU ei ole halukas ottamaan Turkkia jäseneksi, joten meidän täytyy avata uusi kumppanuuden aikakausi. Jäsenyysneuvottelut pitää lopettaa ja minä toivon, että Ankara on valmis lähtemään tälle kumppanuuden tielle. Kiitoksia. Kiitoksia SD-ryhmän puolesta kollega Santos, olkaa hyvä. Senhor alto representante. Analisamos hoje mais un... Um Paljon Kiitoksia arvoisa korkea edustaja. Me tarkastelemme jälleen kerran ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaa maailmanlaajuista raporttia kertomusta ää, tänään. Emmekä voi todeta, että kertomuksen mukaan tilanteet olisivat parantuneet huomattavasti. Kehitys on hidasta. Parhaimmillaankin voimme todeta, ettei tämä kertomus koskaan tule olemaan mikään tavanomainen kertomus. Vuosi toisensa jälkeen kertomus osoittaa, kuinka ihmiset joutuvat kärsimään rasismista, joutuvat poistumaan kotiseudultaan, mailtaan, kuinka poliittiset aktivistit joutuvat ahdistelun ja hiljentämisen kohteeksi ja heitä jopa surmataan. Kertomus kertoo myöskin kidutuksen uhreista, epäinhimillisestä kohtelusta, Ah- ahdistelusta, nälästä, pakolaisuudesta ja usein ihmiset kuolevat, kun pyrkivät Eurooppaan. He kuolevat meidän rajoillemme, vaikka etsivät vain mahdollisuutta elää turvallista, ihmisarvoista elämää. Tämä kertomus kertoo meille miljoonista ihmisistä, jotka vaativat oikeutta vaativat sitä, että niitä oikeuksia, joista me yritämme tehdä jakamattomia ja universaaleja, kunnioitettaisiin. Tämä kertomus osoittaa, että ihmisiä kiinnostaa huominen enemmän kuin se, mitä me nykyään tällä hetkellä sanomme. Me emme saa tehdä kompromisseja monintahoisessa maailmassa. Euroopan unionin arvoista ei voi tinkiä. Me emme salli rangaitsemattomuutta ja meidän täytyy puolustaa kansainvälistä rikostuomioistuimista häpeällistä hyökkäystä vastaan, jonka kohteena se on ollut. Meidän täytyy myöskin luoda pakollisia due diligence-mekanismeja niin, että ihmisoikeusrikkomukset rikkomusten avulla tuotetut tuotteet eivät pääse markkinoillemme ja tämän saman täytyy koskea myöskin ympäristörikoksia. Meidän täytyy olla humanististen arvojemme tasolla. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Rodriguez Ramos Renew-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Gracias, señora. Kiitoksia, korkea edustaja. Tämä kertomus on tärkeä tänä vuonna, koska tähän liittyy demokratiastrategia ja ihmisoikeudet – tässä on myönteisiä asioita, kuten totesitte, mutta siellä on myöskin valtavia ongelmia. Haluaisin myöskin myönteisesti todeta, että tässä on todettu, että ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden menettäminen on uhka myöskin ihmisoikeuksille, ja tämä on ihan oikea tapa edetä. Mutta 2019 on ollut erittäin huono vuosi koska se oli populismille erittäin hyvä vuosi. Populismi heikentää demokratiaa, heikentää meitä ja heikentää myöskin ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Ja olemme nähneet, että kun heikennetään demokratiaa, niin se tapahtuu sisältä käsin käyttämällä demokraattisia instituutioita ja sillä tavalla luodaan sitten autokraattisia hallintoja. Ja tämä on nähty. Tässä on hyökätty oikeuslaitosta vastaan, lehdistöä vastaan, lehdistön vapautta vastaan. Eli siksi, korkea edustaja, me demokraatit emme voi missään tapauksessa sallia sitä, että hyväksytään se, että ahdistellaan ja loukataan ja solvataan lehdistön jäseniä. Meidän pitää torjua sitä vakaasti. Jotta Eurooppa olisi turvallinen ja tehokas ja johdonmukainen ihmisoikeuskysymyksissä, meidän täytyy tehdä työtä nyt enemmän kuin koskaan monipuolisuuden hyväksi. Ja meidän täytyy tukea myöskin kansainvälistä oikeutta, koska me haluamme tukea kaikkien oikeuksia. Ja korkea edustaja, meidän täytyy myöskin mahdollistaa se, että 2030 suunnitelmaa pannaan täytäntöön erityisesti mitä tulee kohtaan 16. Ja meidän täytyy tietysti pyrkiä siihen, että on enemmän demokratiaa, demokratia olisi vahvempaa ja voisimme edistää maahanmuuttoa, joka pohjautuu oikeuksille. Ja meidän täytyy vähentää näitä tekijöitä, jotka johtavat maahanmuuttoilmiöön. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana ID-ryhmän puolesta edustaja Berg, olkaapa hyvä. Frau Präsidentin, hoher Vertreter. Rouva puhemies, arvoisa korkea edustaja. Tässä kertomuksessa kerrotaan paljon tilanteista ympäri maailmaa. Mutta kehitys tapahtuu poliittisessa tyhjössä ja tällä ei ole kovinkaan suurta merkitystä. Suurin katastrofi tapahtuu paraikaa Jemenissä. Naiset ja lapset joutuvat armeijan hyökkäysten kohteeksi, kun yhteiskuntarakenteet ovat hävinneet, hygieniaolosuhteet ovat surkeat ja sairaudet nostavat päätään ja eri soda, tämän sodan osapuolten johtajat vain nostavat päätään, mutta silti tilanteesta ei kerrota juuri mitään. Me olemme YKlle, yhdistyneille Arabiemirikunnille ja muille tämä on sysätty hoidettavaksi ja muissa valiokunnissakin tätä asiaa vain käsitellään lyhykäisesti. Uskonnon vapautta kyllä täällä perään kuulutetaan, mutta ei puhuta sen kummemmin muista asioista. Monia vain syrjitään kristinuskoon vedoten. On tietenkin selvää, että hyviäkin ajatuksia on taustalla, mutta ongelmana on se, että afganinaisten tuki on tarpeen, mutta jos poliittinen tilanne ei tule huomioiduksi, niin silloin tilanne on huono. Me emme sano mitään tästä korruptoituneesta vaalimenettelystä tai siitä, että monet yhteiskunnan edustajat ovat jääneet ikään kuin koko toiminnan ulkopuolelle. Meidän pitää suojella juuri heikoimpiakin, eikä keskittyä vähäpätöisyyksiin. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana vihreiden puolesta edustaja Noiman, olkapa hyvä. Mr. Borrell, dear colleagues, we stood here in January. Herra Borrell, hyvät kollegat, me parlamentin päätöslauselmassa vuoden 2018 vuosikertomusta ja vaihtosimme sen puolesta, että komissio löysi, loisi koordinoidun järjestelmän Ähm, mutta nyt jälleen kerran totean, että mitään ei ole tapahtunut vielä pahempaa. Kun tiedustelin asiaa komissiolta maaliskuussa, sain seuraavan vastuun vastauksen. Komissio ei ole tietoinen siitä, että ihmisoikeuksien puolustajien osalta olisi erityisiä ongelmia olemassa. Oletteko tosissanne? 15. lokakuuta Askelgioren piti päästä paikalle puhumaan Euroopan parlamenttiin. Hän on alle 30-vuotias LGBTI-aktivisti ja hän on hakenut viisumia Belgiasta, mutta ei sitä saanut. Hän joutuu huomenna tuomioistuimen eteen Turkissa järjestettyään LGBTI-oikeuksia koskevan väkivallattoman mielen osoituksen. kaltaisia henkilöitä on valtavan paljon. Viisumin saaminen vaatii ää, tiettyjä seikkoja, joita ihmisoikeuksien puolustajat eivät useinkaan voi täyttää nimenomaan tekemänsä työn vuoksi, sen työn vuoksi, jota me rohkaisemme heitä tekemään. Ja sitten komissio sanoi, että systeemisiä ongelmia ei olemassa. Äh, Herra Borrell, te tiedätte tämän aivan yhtä hyvin kuin minä. Ihmisoikeuksien puolustajat ovat meidän kumppaneitamme. Ilman heitä me emme voi tehdä mitään, kun tarkoitus on puolustaa ihmisoikeuksia ympäri maailman. Ja nyt heidän toimintavalmiutensa heikkenevät ja meidän viisumitoimme rajaavat heidän toimintamahdollisuuttaan yhä enemmän. Minä vetoan sen puolesta, että komission jäsen Johanssonin kanssa yhdessä te tekisitte tarpeellisen, jotta voisimme taata viisumit näille henkilöille, jotta he voisivat matkustaa ja osallistua konferensseihin. Euroopan unionin rooli on suojella ihmisoikeuksien puolustajia, eikä tehdä heidän elämästään vielä vaikeampaa. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana ECR-ryhmän puolesta edustaja Roissan, olkaa hyvä. Kiitoksia, korkea edustaja. Näitä raportteja tulee tähän puhelimeni lähes päivittäin. Kertomuksia syrjinnästä, uhkauksista, väkivallasta ja jopa kuolettavista hyökkäyksistä – ja tämä johtuu vain siitä, että on kristitty. Ja kuulimme esimerkiksi naisesta Intiassa, joka murhattiin, koska hän oli rukoilemassa. Ja hänet varmaan surmasivat hindu-ekstremistit. Ja hänelle, hänellä oli neljä lasta. Komission suunnitelma liittyen perusvapauksiin ja ni- siihen, että niitä ei nyt ole noudatettu, niin se herättää paljon kysymyksiä tämän kertomuksen osalta ja on hyvä, että komissio on ottanut esiin nämä vapauteen liittyvät ongelmat. Mutta ikävä kyllä paljon korjattavaa on ja siksi on tärkeää, että meillä on riittävästi budjettia ja henkilöstöä näihin kysymyksiin paljon enemmän kuin tällä hetkellä. Meillähän on yksikkö, joka käsittelee näitä perusoikeuksia se oli erittäin pieni. Eli toivottavasti komissio pystyy oikaisemaan tämän. Uskonvapaus ei ole riittävän usein esillä EU:ssa ja sen alalla meillä on vielä paljon tekemistä. Komission on painostettava, jotta saamme aikaan uusia sopimuksia maiden kanssa, joissa on vähän uskonvapautta. Kauppa on hyvä, mutta uskonto on tärkeää myöskin. Eli on tärkeää, että Euroopan parlamentissa olemme tiukkoina ja myöskin komissiossa seurataan erittäin tarkkaan näitä tärkeitä aiheita. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Urban Crespo, hän edustaja GUE NGL-ryhmä. Olkaa hyvä. Yes. Kiitoksia puhemies, kiitoksia korkea edustaja. 2019 Euroopan unioni oli johtajana, mitä tulee ihmisoikeuksien puolustamiseen. No, mielestäni se oli vuosi, jolloin tehtiin Mercosur-sopimus ja Bolsonaro halusi sitten purkaa alkuperäisväestöjen suojelua. Ja viime vuonna Karol Raket ja muut tuomittiin ja heitä paneteltiin, koska he olivat pelastaneet ihmisiä varmalta kuolemalta Välimerellä. Ja Euroopan parlamentti torjui päätöslausaman, jossa haluttiin, että käynnistetään uudelleen nämä etsintä- ja pelastustoimet Välimerellä. Ja viime vuonna jätettiin huomiota kansainvälinen oikeus ja ratifioittiin kauppasopimus Marokon kanssa, jossa mukana ovat miehitetyt alueet Sahelin alueella. Ja 2019 ihmisoikeuksia rikottiin myöskin esimerkiksi Alsisin tai Erdoganin hallitusten taholta. Mielestäni meidän täytyy nyt alkaa näyttää esimerkkiä muille. Meidän täytyy varmistaa, että ihmisoikeudet ovat mukana kauppasopimuksissa ja että niitä noudatetaan. Meidän täytyy varmistaa, että ihmisoikeuksia noudatetaan Euroopassa ja sen ulkopuolella. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Edustaja Castaldo ei ole paikalla, joten jatkaa edustaja Lopes Hilin puheenvuorolla. Hän edustaa kansanpuoletta. Olkaa hyvä. señora presidenta, señor alto... Kiitoksia, puhemies, korkea edustaja. Vuosikertomuksessa puhutaan ihmisoikeustilanteesta 2015-2019 ja yksi tavoitteista oli torjua kidutusta. Ja meidän täytyy käydä vuoropuhelua ihmisoikeuskysymyksistä kolmansien maiden kanssa, kuten Kuuban kanssa viime lokakuussa. Ja ikävä kyllä, siellä on edelleen mielipidevankeja, mielivaltaisia pidätyksiä. Ja siellä on myöskin modernia orjuutta. Meidän pitää edistää demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta muualle maailmaan ja viime vuonna oli kahdeksan tarkkailumatkaa ja seitsemän asiantuntijamatkaa, joilla tuettiin vaaliprosesseja. Ja Näillä resursseilla voidaan varmistaa siirtyminen kohti demokratiaa demokratiassa, jos siellä järjestettäisiin oikeudenmukaiset vaalit ja varmistettaisiin, että hallitus ei enää pysty murtamaan demokraattisia instituutteja. Korkea edustaja, käyttäkää kaikkia välineitä, joita teillä on käytössänne, jotta demokratia ja ihmisoikeudet saataisiin palautettua maihin, joista niitä tällä hetkellä puuttuu. Kiitos. Vielen Dank, wir fahren fort. Paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Arena. Olkaa hyvä. Merci. Monsieur le... Kiitoksia. Hyvä korkea edustaja ennen covidia ihmisoikeustilanne oli monilla maailman alueilla jo monella tavalla taantumassa, mutta pandemia on vain pahentanut tilannetta, joka oli jo hyvin kiristynyt monissa maissa. Ja Kaikkein haavoittuvaisimmat maksavat tästä korkeimman hinnan. Olemme nähneet äh, nuorten mielenosoituksia ennen covidia ja sen, että pandemian aikana niitä on rajoitettu. Tässä mainitsen vain Hongkongin mielenosoitukset, Algerian tapahtumat tai ähm, Libanin ja Chilen tapahtumat nämä ovat vain oireita syvemmistä ongelmista. Olemme myöskin nähneet äh, Yhdysvalloissa Black Lives Matter-liikkeen äh, mielenosoitukset, joita on myös ollut Euroopassa. Me olemme nähneet äh, kunnianhimoisia pyrkimyksiä ja on hienoa, että te haluatte luoda sanktiojärjestelmän, jonka myötä me voisimme puuttua tähän todellisuuteen ihmisoikeusasioissa. Mutta meidän täytyy olla johdonmukaisia kaikessa politiikassamme. Eurooppalaisen politiikan täytyy eh, perussopimuksia erityisesti artikla 21 kunnioittaa. Olipa kyseessä sitten kauppapolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, ilmastopolitiikka tai mikä tahansa politiikan ala meidän täytyy kunnioittaa älä vahingoita, do not harm periaatetta, koskaan Euroopan unionin politiikka ei saa johtaa siihen, että ihmisoikeudet heikkenevät maailmassa. Meidän tulee olla kunnianhimoisempaa, kunnianhimoisempia meidän täytyy olla mukaanottavampia myöskin kansalaisyhteiskunnan kanssa. On myöskin tarpeellista taistella rangaitsemattomuutta vastaan ja tukea kansainvälistä rikostuomioistuinta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Andrews, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh, kiitoksia rouva puhemies. Arvoisa korkea edustaja, tässä yhteydessä saanen ottaa esille Syyrian konfliktin. Tiedän, että lähettiläs on olemassa, mutta me emme edusta YK ja selvää etenemissuunnitelmaa ei ole olemassa, mutta minun mielestäni vain tätä kautta voidaan päästä kestävään rauhaan. Me emme voi jättää tätä Venäjän harteille Idlibin kansan näkökulmasta katsottuna mitä tulee kahdelle miljoonalle ihmiselle tarjottavaa humanitaariseen apuun, niin päätöslauselma päättyy huomenna ja sillä ei näytä olevan jatkoa. Neljän vuoden ajan olen seurannut tilanteen kehittymistä ja olen häpeäisseni, kun otan huomioon, mitä kansainvälinen yhteisö on tehnyt Idlibin väestön tukemiseksi – Ihmisiä ei ole voitu suojella kemiallisilta hyökkäyksiltä, katoamisilta, struktuurien rakenteiden häviämiseltä ja tukeakaan ei ja apua ei voida antaa. Ja nyt vaadinkin teiltä, että meillä olisi erityisedustaja, joka lähtee rakentamaan syhteitä Syyriaan, jotta tilanne olisi vakavammalla pohjalla. Kiitoksia seuraavan edustaja Tuan Jiri, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Eurooppa valvoo ihmisoikeustilannetta maailmassa, se on ihan hyvä. Mutta meidän pitäisi myöskin tutkia ongelmia, joita on tapahtunut Euroopassa omalla alueellamme. Näitä rikkomuksia tapahtuu yhä enemmän. Tämä johtuu massa muuttoliikkeestä islaminuskoisista maista – ja siellä on hyvin vanhoja käytänteitä. Ajattelin nyt vaikka naisten sukuelinten silvomista. Pelkästään 70 000 tapausta on Saksassa. Sitten on pakkoavioliittoja ja esimerkiksi hunnun käyttöpakko. Ja naiset Iranissa ovat maksaneet nyt kovan hinnan sitä, että he ovat pyrkineet vastustamaan tätä. Meidän täytyy puhua näistä ilmiöistä Euroopassa se ei tietenkään ole yhtä kivaa kuin puhua tilastoista, mutta me emme enää voi viivytellä näissä asioissa. Euroopan ja hallitusten pitää nyt toimia rohkeasti. Ikävä kyllä sitä rohkeutta tähän mennessä ei ole löytynyt. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana varapuheenmies Hautala, olkaa hyvä. Dear President, um... Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, kun katsotaan vuosittaista kertomusta, niin toimien kirjo ihmisoikeuksiin liittyen on tietenkin hyvä, mutta välineet, jotka eivät ole oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia, eivät ole toimivia. Vuosien ajan Euroopan parlamentti ja kansalaisyhteiskunta ovat tehneet työtä ja vihdoinkin useammat jäsenvaltiot ja komissiokin tunnustavat sen, että me tarvitsemme sitovaa lainsäädäntöä ihmisoikeuksien vaalimiseksi. Huhtikuun lopussa tapahtui suuria, kun Didier Reinders, oikeusministeri, sitoutui tällaiseen lähestymistapaan ja myöskin ympäristön huomioon ottamiseksi silloin, kun toimitaan EUn toimivallan alueella. Puheenjohtajavaltio Saksakin on sitoutunut EUn toimintaohjelmaan yritystoimintaan ja ihmisoikeuksiin liittyen. Tätä on kaivattu pitkään, sillä Euroopan unioni on ollut tarkkana sen suhteen, että miten jäsenvaltiot hyväksyvät toimintaohjelmia, mutta kuten sanottu, meillä ainakin sanotaan, että suutarilapsilla ei ole kenkiä, joten meiltä ei löydy EUn toimintaohjelmaa ja se olisi vain hyväksi, jos sellainen löytyisi. Joten havaittavissa on ollut myöskin se, että nyt jos koskaan EUn kannattaisi aloittaa toimintansa myöskin kansainvälisellä näyttämöllä YK piirissä ihmisoikeuksien varmistamiseksi. Joten toivoisin, että jäsenvaltioilta saadaan neuvotteluiden aloittamiseksi. Kiitoksia. Dankeschön. Es folgt... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Puigdemont, olkaa hyvä. Very much, äh, Paljon kiitoksia, herra Borrell. jotta ihmisoikeusasioissa Euroopan unioni voisi toimia tehokkaasti ympäri maailmaa, se tarvitsee sellaista auktoriteettia, jota sillä ei ole, eikä sillä ole tätä auktoriteettia, sillä esimerkiksi Euroopan unionikin vaikenee Espanjan kaltaisessa tilanteessa, kun maa polkee kansalaisten oikeuksia. Te mainitsitte Turkin. Vuosi sitten Turkin hallinto päätti ottaa kurdi kaupungin johtajan virasta, vaikka tämä oli valittu demokraattisesti. Ja tätä Turkki perusteli sillä, että Espanjakin oli katalaani johtajia poistanut ilman mitään oikeudenkäyntiä viroistaan. Tästä vuosikertomuksesta en kuitenkaan löytänyt mitään viittausta nimenomaisesti kurdien vainoon. Päinvastoin kuin esimerkiksi Human Rights Watchin kertomuksista. Jos me pystyisimme tämän korjaamaan, ihmiset ympäri maailmaa olisivat onnellisia. Ja seuraavana edustaja Milan Mon, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia korkea edustaja. Kun ajatellaan ihmisoikeuksia, niin sehän on tärkeä asia EUlle ja sen jäsenvaltioille. Ulkopolitiikassa täytyy tietysti myöskin muistaa tämä asia – Eli ulkosuhdehallinnon pitää jatkaa tätä työtä ja näiden kertomusten laatimista, jotta voidaan edistää ihmisoikeuksia koko maailmassa. Ja muistuttaisin, että maat, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, ovat myöskin niitä, jotka tukevat kansainvälistä oikeutta ja rauhaa. Ja tätähän me eurooppalaiset haluamme. Toisaalta viime vuonna neuvostossa päätettiin luoda tai määrätä sanktioita ihmisoikeusrikkomuksista. Ja meidän täytyy muistaa myöskin Saksan kauden prioriteetit. Haluaisin tietää tarkemmin näistä tavoitteista. Ja tietysti meidän on ehdottomasti parannettava sanktiomekanismeja. Me emme voi toistaa sitä, mitä tapahtui viime tammikuussa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Folat, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Arvoisa korkea edustaja, puhun nyt Turkista, sillä se polkee kansainvälistä lainsäädäntöä ja heikentää alueen tilannetta. Me puhumme täällä, mutta Pohjois-Syyria on aika lailla Turkin hallussa, varsinkin uskonnolliset vähemmistöyhteisöt jäävät jalkoihin ja tästä on syntynyt väkivallan kierre. Me keskustelemme, mutta Turkki suoraan uhkaa EUn jäsenvaltiota Kyprosta ja Kreikkaa. Me vaan seuraamme sivusta, miten maa, jolla on sisäpoliittisia ongelmia, niin vain ja ainoastaan suuremmalla aggressiivisuudella vähättelee tilannetta, polkee ihmisoikeuksia ja heikentää alueen vakautta. Joten minun mielestäni on erittäin tärkeää, että ihmisoikeudet, joita me vaadimme muilta, ovat sellaisia, joita mekin noudatamme. Eli viittaan tässä ulkorajoihin. Vain ja ainoastaan sitä kautta voimme kansainvälisellä näyttämöllä peräänkuuluttaa ihmisoikeuksien kunnioittamista. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Tom, olkaa hyvä. Thank you, chair. Uh... Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, tämä keskustelu on erittäin tervetullutta. Jälleen kerran tämä osoittaa, että Euroopan unioni pohjaa arvoihin. Ja olen hyvin samaa mieltä siinä, mitä monet kollegat jo sanoivat, mutta haluaisin puhua vielä eräästä asiasta. Vuonna 2019 Euroopan unioni käsitteli vähemmistökysymyksiä moneen kertaan. Esimerkiksi YK on erityisedustajan kanssa se käsitteli mm, vähemmistöasioita ja meillä oli myöskin täällä parlamentissa ihmisoikeuksiin keskittyvä tapahtuma. Vuosikertomuksessaan Euroopan unioni on korostanut mukaan ottavaa äh, koulutusta, vähemmistöjen oikeuksia ja kielellisiä oikeuksia, mutta johdammeko me antamalla hyvää esimerkkiä? Erityisesti on ottanut vähemmistöasiat äh, omaksi prioriteetikseen mutta kuinka me voisimme käsitellä, että meillä on Euroopan unionin rajojen sisälläkin satoja tuhansia ihmisiä ilman kansallisuutta? Haluaisin nähdä, että meidän osallistumisemme erilaisiin vähemmistöfoorumeihin pohjaisi siihen, minkälaisia ongelmia meillä on. Me olisimme vakuuttavampia, jos olisimme itse esimerkkinä. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Kolakucic. Poštovana predsjednice, poštovani... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Jotta voi läksyttää muille ihmisoikeuksista EUn ulkopuolella, meidän pitäisi ensin katsoa peiliin. meidän täytyy varmistaa, onko näitä oikeuksia kunnioitettu esimerkiksi Espanjassa, Kataloniassa. Siellähän on poliittisia prosesseja ja vangitsemisia, joista ei ole puhuttu täällä parlamentissa. Ja lisäksi meillä on ihmisoikeusrikkomuksia karanteenien aikana. Joissain maissa hallitus johtaa näitä toimia, mutta esimerkiksi Kroatiassa nämä valtuudet on siirretty yksiköihin, joilla ei ole mitään oikeudellista perustaa rajoittaa ihmisten oikeuksia liikkumiseen tai työntekoon. Kiitos. Sydämelliset kiitokset ja seuraavana puheenvuoron saa edustaja Pirpakas. Olkaa hyvä. Madame la présidente, Rouva puhemies, hyvät kollegat. Tämä on historiallinen päivä Euroopan kansoille. Minä olen esittänyt päätöslauselmaa Euroopan parlamentin puhemiehelle, jonka tarkoituksena on ähm, erityisesti keskittyä kysymyksiin ähm, meren takaisissa departamenteissa. Ähm, siellä äh, vähemmistö, alkuperäinen väestö on ollut syrjityssä asemassa. Minä edustan näitä väestöjä Euroopan parlamentissa. Orjuuden vastustaminen liittyy myöskin modernin orjuuden vastustamiseen. Meidän täytyy osoittaa syyttävällä sormella ultraliberalismia oikeusrikkomukset koskettavat tietyllä tavalla koko maailmaa. Meidän täytyy tuoda tämä menneisyytemme esiin. Meidän täytyy toimia ilman syrjintää. Eurooppalaisten täytyy olla vapaita ja tasa-arvoisia äh, sekä Martinikin, Reunionin että Gajanan asukkaidenkin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia teille ja seuraavana edustaja Kokalari, olkaa hyvä. Thank uh, Rouva puhemies, paljon kiitoksia arvoisa korkeaedustaja Borrell, hyvät kollegat. Demokratia vastaan hyökätään, oikeusvaltioperiaatetta kampitetaan ja ihmisoikeuksia poljetaan. Autoritaariset hallinnot Kiinassa ja Venäjällä muualla nostavat päätään. Mutta me sanomme, että EUn pitää toimia ihmisoikeuksien suojelmiseksi. Se tarkoittaa sitä, että EU on oikeat välineet käytettävissään tämän tehtävän hoitamiseksi. Ja se taas tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa käyttöön kansainvälisiä ihmisoikeusloukkauksiin liittyviä rankaisuvälineitä mahdollisimman pikaisesti, sillä ne, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia, joutuvat siitä kantamaan myöskin vastuun. EU on suojeltava ihmisoikeusaktivisteja, jotka tekevät henkensä kaupalla työtä vapauden puolesta ja meidän täytyy yksimielisyysperiaatteesta luopua neuvostossa, jotta EUn ääni vahvistuisi. Sillä jos me emme suojele, emmekä toimi ihmisoikeusrintamalla, niin kuka tämän työn tekisi? Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavana edustaja Angel. Uh, uh, Hyvä korkea edustaja. Haluaisin onnitella komissiota ja jäsenvaltiota niiden ponnisteluista, mitä tulee sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Komission pitää vahvistaa ponnisteluita, kun se suojelee näitä arvoja poliittisessa toiminnassa tai rahoitustuessa. Kumpikin on tärkeää. Ja tämä on nyt erittäin tärkeää, koska meidän täytyy torjua syrjintää ja naisten vastaisia liikkeitä. Ja meillä on monenkeskeinen lähestymistapa ja EU on johtoasemassa kansainvälisesti, kun suojellaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Mutta johtoasema tarkoittaa sitä, että näyttää esimerkkiä, koska muuten meillä ei ole mitään uskottavuutta. Ja komission, neuvoston ja myöskin parlamentin ei pidä ainoastaan puhua, vaan ryhtyä nopeasti toimiin, jotta voidaan torjua hyökkäyksiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä vastaan, esimerkiksi nämä sukupuolivähemmistövapaat alueet Puolassa tai uusi lainsäädäntö Unkarissa interseksuaalisuutta vastaan. Meidän pitää olla johdonmukaisia ja pysyä uskottavina, kun edistämme ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa ja tuemme ihmisoikeusaktivisteja paljon. Kiitoksia seuraavana varapuhemies Castaldo. Kiitoksia rouva puhemies, hyvät kollegat. Äh, me kuuntelimme äsken korkean edustajan sanoja liittyen kertomukseen. Covid-pandemia ehkäpä lopullisesti muutti meidän maailmaamme ja yhteiskuntiamme. Tämä kokemus on vahvistanut äh, inhimillisiä tunteita. Toivoisin, että tämä olisi totta mutta että näin voisi sanoa, mutta usein olemme nähneet, että äm, tilannetta on välineellistetty ja käytetty syynä harjoittaa syrjintää. Meidän pitäisi olla mm, ylpeitä, meidän ei pitäisi epäröidä ihmisoikeuksien puolustamisessa, ei edes silloin, kun kyseessä ovat kauppa kumppanimme tai poliittiset kumppanimme. Meidän täytyy olla vahvoja ja olla yhä majakka, joka hoitaa pimeässä. Ensimmäinen, joka demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustaa meidän täytyy vahvasti myöskin monitahoista maailmaa puolustaa kansainvälisellä kentällä ja kansainvälistä tuomioistuinta, joka on häpeättömän hyökkäyksen kohtana Yhdysvaltojen taholta. Meidän täytyy ryhtyä toimiin ja meidän täytyy luoda myöskin ihmisoikeusrikkomuksia varten eh, globaali sanktiomahdollisuus. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraan edustaja Keli. Eh, Paljon kiitoksia. Olen tyytyväinen tähän kertomukseen. Minä uskon, että johtajuutta on ollut nähtävissä. Ja haluaisin kiittää myöskin kollega Gilmorea hän tekee YK puolesta töitä. Tällaista työtä kaivataan. Keskustelut ovat osoittaneet muun muassa Irlannissa ja täällä parlamentissa, että meidän on vaan puolustettava niiden asemaa, jotka ovat heikommassa asemassa. Me näemme, miten naiset kärsivät eri puolella maailmaa. Se on häpeällistä. Ja esimerkiksi Kiina polkee kansalaisten oikeuksia, joten heitä olisi tuettava. Sillä usein käy niin, että EU on ainoa varten otettava tukija. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Surin, olkaa hyvä. Korkea edustaja. Vuosikertomus ihmisoikeuksista, jota nyt käsitellään, niin sehän ennakoi tätä tilannetta, jossa nyt olemme. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on toimia monenvälisesti, varsinkin kun kyse on sosiotaloudellisista ja yhteiskunnallisista ongelmista. Populismi on lisääntynyt maailmassa ja tämä tukahduttaa vapautemme. Euroopan unionin pitää edistää vuoropuhelua ja ihmisoikeuksia. No, aikani on melkein loppumassa, eli haluaisin nyt puhua tilanteesta, joka on ollut nyt esillä Mosambikissa. Siellä rikotaan ihmisoikeuksia, koska siellä on heikkoa hallintoa ja siellä etsitään uusia kaasuresursseja. Siellä on paljon sosiotaloudellisia ongelmia, mutta myöskin siellä on uskonnollista suvaitsemattomuutta. Monenkeskeinen lähestymistapa voisi olla ratkaisu ja silloin voisimme toimia tehokkaammin. Meidän pitää toimia Euroopan tasolla korkea edustaja. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraavan edustaja Lopes. Kiitoksia puhemies, kiitoksia korkea edustaja tästä kertomuksesta. Ihmisoikeustilanne maailmassa ei ole pelkästään huolestuttava, vaan se osoittaa, että tietyt tendenssit ovat kääntyneet ikävään suuntaan. Meillä on suojelumekanismeja, monenkeskeinen lähestymistapa, kansainvälinen oikeus, humanitaarinen lainsäädäntö ja meillähän on yhä enemmän henkilöitä, jotka katsovat, että ihmisoikeuksia voi rikkoa. No sitten on tiettyjä ryhmiä, jotka ovat ottaneet esiin näitä lasten tai naisten oikeuksien rikkomuksia, maahanmuuttajien oikeudet. Tämäkin koskee tilannetta EU:ssa. Mutta sitten latinalainen Amerikka. Ja siellähän yhä enemmän on rikottu ihmisoikeuksia ja tapettu esimerkiksi ihmisoikeusaktivisteja, ympäristöaktivisteja ja alkuperäiskansojen edustajia. Ja meidän pitää näissäkin asioissa tehdä yhteistyötä. Paljon kiitoksia edustaja Lopes. Nyt yhteiskeskustelussa lähdemme käsittelemään valko tilannetta. Ensimmäisenä kollega Risto Furu, yksi minuutti. Toto Puhemies, minä haluaisin tuomata Turkin sen uhkauksien ja kiristyksen vuoksi täällä Euroopan parlamentissa näiden Kyproksen kohdistuvien toimien vuoksi. Ja samaan aikaan haluan todeta, että ellei Euroopan unioni eh, tehokkaasti tule toimimaan Turkin aggressiota vastaan, huomenna tulee olemaan liian myöhäistä. Solidaarisuus on perusarvo. Eh, riittää tehdä yksi asia. Euroopan unionin täytyy luoda mahdollisuudet suojella unionin ulkorajoja. Kyproksen rajat ja Kreikan rajat ovat näitä ulkorajoja. Minä olen ylpeä ollessani epepeläinen. Se eh, puolustaa Kyproksen ja Kreikan kantaa. Haluaisin muistuttaa, että eh, puheenjohtaja Weber on puhunut tästä asiasta meidän täytyy kuitenkin päättää kaikki ähm, jäsenyysneuvottelut ja muut toimet Turkin kanssa. Valitettavasti puhujan mikrofoni katkaistiin. Paljon kiitoksia. Minä tässä vahingossa sanoin, että keskustelemme valko tilanteesta. Se ei pidä paikkansa. Mehän puhumme nyt Välimeren tilanteesta, Turkin negatiivista roolista. Kiitokset, että kollega siellä eivät tästä syystä menneet pasmat sekaisin. Seuraavana edustaja Sanchez Amoro, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Korkea edustaja. Tilanne Turkissa on hankala, mutta tämä on vain yksi suhde. Turkki halua nyt jakaa tämän suhteen tiettyihin osiin. Me olemme tarjonneet kaiken Turkille, eli jäsenyyden EU:ssa, vaikka heille se vaikuttaa ehkä rangaistukselta. Mutta kyse on ehdokasmaasta, eli Turkin pitäisi pyrkiä noudattamaan kaikkia EU-standardeja. No tilanne on heikko, koska luottamusta ei löydy ja se vaikuttaa näihin suhteisiin. Ihmisoikeustilanne on heikentynyt huomattavasti ja viisumitilanne on hankala. Turkki ei ole täyttänyt kaikkia ehtoja. Me nyt taistelemme näistä kauppakysymyksistä ja maahanmuuttoasioissa meitä syytetään perusteetta. Ja sitten ulkosuhteissa – toiminta ei ole ollut ihan oikeanmukaista. Ja sitten Kyproksen osalta meidän täytyy olla solidaarisia. Kiitokset teille. Seuraavana puheenvuoro siirtyy edustaja Vautmansille. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dear President, esteemed. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa korkea edustaja. Minulla on teille kysymys. Minä todellakin ihmettelen tukeeko presidentti Erdogan yhä Euroopan unionin liittymistä? Tiedättekö te, onko näin? Katsokaa Turkin hiljattaisia toimia. Nehän ovat kaikkien eurooppalaisten intressien ja arvojen vastaisia. Laittomia toimia omien aluevesien ulkopuolella, uhkailua Euroopan unionin ja Naton kumppanusmaita kohtaan puhumattakaan siitä, että Turkki on hankkinut ohjusjärjestelmän Venäjältä ja pidättää ihmisoikeuspuolustajia, journalisteja ja lakimiehiä summittaisesti. Ja viimeisinä, mutta ei vähäisempänä, se jatkuvasti kiristää Eurooppaa uhaten avata niin kutsutusti ovet Eurooppaan. Tämä Turkin ehdokkuus, tämähän on vitsi. Kyllä, Turkki on sekä Euroopalle että Natolle strateginen naapuri. naapuri. Se on naapuri ja uskon siihen, että tarvitsemme vahvaa kumppanuutta, mutta Turkki eh, loittonee ja loittonee Euroopan unionista. Tämä parlamentti on ollut aivan selvä mielipiteensä suhteen. Tällainen autoritäärinen Turkki ei voi liittyä Euroopan unioniin. Kiitän teitä ponnistuksistanne, kun olette jatkanut dialogia Turkin kanssa, mutta pyytäisin, että puhutte aivan suoraan Turkille, että toteatte, etteivät suhteemme voi kehittyä pidemmälle tavalla tai toisella, ellei Turkin käytös muutu. Niin kauan kuin Turkki ei ole valmis todellisiin uudistuksiin. Tämä ei ole mahdollista. Paljon kiitoksia ja hyvää onnea työhön. Paljon kiitoksia teille, edustaja Vautman. Seuraavana kollega Mariani, puolitoista minuuttia. Oh, merci. Monsieur le représentant... Puhemies, Kiitoksia. Äh, hyvä korkeudustaja, kuinka kauan me tulemme sietämään tätä? Me tiedämme, että sivilisaatioilla on viholliset porteillaan äh, Kyseessä eivät enää ole Erdoganin uhittelut, vaan aivan ähm, sotilaallinenkin uhka kyseessä on se, että Turkki on jatkuvasti läsnä Välimerellä ja ähm, kyseessä on myös islamilainen uhka. Me, meillä on valtava määrä ympäröivän alueen maita, jotka ovat joutuneet ennenkin kohtaamaan tämän uhan Konstantinopolin kaatumisen jälkeen. Albania ja Kosovo, jos niistä tulee Turkin protoktoraatteja mantereillamme, ja jos vielä pahempaa me haluamme vain nopeuttaa niiden liittymistä, tai jos katsotte Libyaan, siellä Turkki maksaa milisien palkkoja ja todellisuudessa muutama päivä sitten äh, tapahtui Ranskan ja Turkin välinen äh, selkkaus, joka oli lähestulkoon sotatoimi merialueella, eikä Euroopan unioni hiskunut äh, sanaakaan. Hyvä korkea edustaja, kuinka kauan me tulemme tämän aggression edessä yhä luulottelemaan, että Turkki jakaisi jotakin arvoja tai hankkeita meidän kanssamme. Olen sitä mieltä, että tässä tilanteessa Euroopan täytyy olla tiukka ja haluaisin päättää ne sanoihin, näihin sanoihin, jos te haluatte suojella rauhaamme, jos te haluatte, että Turkki ei hallinnoi rajojamme, meidän täytyy varoa, että te, te liity Sömmerlanin joukkoihin. Puhujen mikrofoni katkaistiin. Paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Strik, kaksi minuuttia. Kiitoksia, kiitoksia näistä puheista. Nyt saa sellaisen vaikutelman, että tässä kyse olisi yhdestä pahasta tekijästä Välimerellä, joka vastaa kaikista turvallisuusuhista. Tämä nyt ei ole kovin avuliasta, koska se ei johda meitä mihinkään. Tilanne rajoillamme on hyvin monimutkainen ja me emme pysty vaikuttamaan tilanteeseen, emme Syyriassa, emmekä Libyassa. Ja tähän tilanteeseen pitäisi saada muutos. Mutta me saamme enemmän vaikutusvaltaa ainoastaan, jos meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa. Libyassa monet ajavat omia etujaan ja Libyan kansalaiset tarvitsevat meiltä tukea. Tässä maassahan demokratia ja ihmisoikeudet pitäisi saada kunniaan. Turvallisuusuhkia on niin kauan kuin Libya on epäonnistunut valtio. Ja Turkki toimii omien etujensa ajamiseksi, mutta samoin toimii Ranska, Italia, Venäjä ja muut. Berliinin prosessin noudattaminen on äärimmäisen tärkeää ja on pettymys, että EUn jäsenvaltiotkaan eivät aina kunnioita sopimusta. Eli pyytäisin, että korkeudustaja kertoo, millaisia mahdollisuuksia on lisätä vaikutusvaltaa ja laajentaa näitä operaatioita, vaikka Venäjä on torjunut tämän turvallisuusneuvostossa. Meidän pitää investoida enemmän alueelliseen vakauteen, ja tämä alkaa lähemmältä alueelta eli Kyproksesta. Meidän täytyy löytää ratkaisu tähän konfliktiin, joka on jätetty huomiota niin pitkäksi aikaa. Mutta myöskin Pohjois-Afrikka, Libyan naapurimaat pitäisi saada tähän mukaan. Näin saataisiin aikaan kestävämpi ratkaisu. Vaikka Turkkiin toiminta on ollut ikävää, niin meillä on kuitenkin yhteisiä etuja ja se on meille tärkeä valtio. Me emme voi pysyä tässä umpikujassa – ja kuvitella, että meidän ei pitäisi tehdä yhteistyötä. Eli minä tuen tätä lähestymistapaa. Meidän pitää miettiä strategia uusiksi, mutta ei pelkästään turvallisuussyistä, vaan myöskin siksi, että voidaan edistää ihmisoikeuksia. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Strik. Seuraavana edustaja Kanko, puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies. Itävälimerellä on äm, sotaisia konflikteja. Turkki harjoittanut, se on ostanut äh, ohjusjärjestelmän Venäjältä, se on sekaantunut Syyrian Libyan tapahtumiin, kiristää Eurooppaa äh, sillä, mitä tapahtuu, ellemme me tue sen toimintaa Syyriassa. Hyvät kollegat, minun täytyy pohtia kyllä, jos ystävämme ovat tällaisia, kuka tarvitsee vihollisia? Viimeiset kuukaudet ovat osoittaneet, että Turkki ja Erdogan eivät voi olla Euroopan unionin läheisiä, uskottuja väliystäviä. Tällainen on autorita- autoritaarista käytöstä. Emme me voi yhtenä päivänä tällaiselta sulkea silmiä ja sitten toisena päivänä sanoa, että me pohjaamme äh, mantereemme arvoille. Tämä on täysin todellisuudesta erillään oleva tilanne. Meidän täytyy luoda uudenlainen turkisuhde, sellainen, joka voi olla ystävällinen, mutta me emme saa olla naiveja. Meidän intressimme ovat ristiriitaisia eivätkä samoja. Ystävät eivät käyttäydy niin kuin Turkki on käyttänyt. Ellemme me voi olla ystäviä, omaksukaamme Turkin asenne käykäämme kauppasuhteen kaltaista äm, vaihtoa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia teille, edustaja Kanko. Seuraavana edustaja Giorgio, yksi minuutti. Kirje Proedre, kirje Borel. Paljon kiitoksia, edustaja Borel. Ihmiset menettävät henkensä, valtiot hajoavat, Turkki tekee kaikkensa vallatakseen koko alueen, Libya, Somalia, Irakki ja muut tähän tämä pätee myöskin. Laittomat kaasuporaukset Välimeren alueella. Minä uskon, että meidän täytyy jatkaa vuoropuhelua mutta Turkki näissä keskusteluissa vain uhkailee meitä, sanoo, että se lähettää pakolaiset Eurooppaan. Kypros ja Kreikkakin ovat joutuneet Turkin hampaisiin, vaikka ovat unionin jäsenvaltioita. Ilman tiukkoja, ankaria rankaisutoimia, ilman maailmanlaajuisia ratkaisumalleja Turkki tulee hajottamaan Euroopan näillä uhkailu toimillaan. Me haluamme, että Turkilla olisi jonkinlainen merkitys. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja McAllister. Yksi minuutti. Mr. President. Puhemies, kiitoksia kollegat. Turkin toiminta Välimerellä ja Kreikan aluevesien rikkominen ovat haasteita kumppanuudellemme. Euroopan parlamentin pitää jälleen kerran tehdä selväksi, että Turkin toiminta, kuten esimerkiksi toiminta Kyproksella, Kreikan ilmatilan loukkaukset ja rajaloukkaukset Kreikassa, ovat asioita, joita emme voi hyväksyä. Turkin pitää nyt rauhoittaa tätä tilannetta. Ja haluaisin kiittää korkea edustaja Borrellia hänen aloitteestaan uudelleen käynnistää vuoropuhelu Turkin kanssa. Niin, korkea edustaja, meidän pitää kiireellisesti keskustella. Meidän pitää puhua periaatteista ja meidän pitää olla yhtenäisiä EU:ssa. Kiitos. Paljon kiitoksia teille. Seuraavana edustaja Pitsula, yksi minuutti. Thank you, Mr. President, Mr. High Representative. Kiitoksia puhemies, kiitoksia korkea edustaja. Me olemme moneen aikaan kritisoineet Turkkia sen toimista Kyproksella, Kyproksen äh, ähm, talousalueella – ja myöskin sen toiminnasta Libyassa. Lopultakin neuvosto on päättänyt, että meidän pitäisi ryhtyä harjoittamaan mm, rajavia toimia Turkkia kohtaan. SND-ryhmä tukee tätä. Turkki yhä rikkoo Kreikan meri- ja ilma-aluetta ja tämä on huonontanut maiden suhteita hyvin vakavasti. Turkki myöskin jatkuvasti sekaantuu Libyan sisäisiin asioihin, rikkoo YK kauppasartoa ja uhkaa YK-alaisen ratkaisun löytymistä. Meidän täytyy osoittaa tiukkuutta, vaatia, että Kypros äm, ei ryhdy laittomiin toimiin ja kunnioittaa Kyproksen oikeuksia. Jos näin tapahtuu, meidän täytyy olla täysin solidaarisia ja tukea Kyprosta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia teille. Seuraavana edustaja, edustaja Luezo, puolitoista minuuttia. Korkea edustaja, muutama päivä sitten sanoitte, että EU- ja Turkin välinen tilanne ei ole mitenkään ihanteellinen. No, tämä on diplomaattista kielenkäyttöä, mutta joskus täytyy puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Liian pitkään Turkin hallinto on kääntänyt selkänsä arvoillemme ja ihmisoikeuksille, ja liian usein Turkki toimii meidän etujamme vastaan. Sen toiminta Syyriassa ja sillä tavalla se on heikentänyt taistelua Daeshia vastaan. Ja Välimerellä se tekee laittomia porauksia rikkoo kansainvälistä lainsäädäntöä ja rikkoo Kreikan ja Kyproksen alueellista koskemattomuutta. Libyaan lähetetään jihadisti palkkamurhaajia. Siellä rikotaan sitoumuksia, jotka tehtiin Berliinin konferenssissa. Ja maa saattaa jakautua pahemmin kahtia. Ja sitten Naton missio oli Välimerellä. Se liittyy Libyan asevientikieltoon. Tällainen vihamielinen käytös liittolaisen osalta on erittäin vakavaa ja siitä on pakko koitua seuraamuksia. Diplomaattisella kielenkäytöllä nyt ei selvitä tästä tilanteesta, vaan se, mitä me odotamme teiltä, on se, että puhutte näistä asioista hyvin tiukasti. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Sofu, yksi minuutti. Me olemme saaneet Erdoganin uhata äh, harrastaa uhkailua. Ja nyt me olemme samanlaisessa tilanteessa myöskin Välimerellä. Äh, siellä Turkki aiheuttaa kaaosta ja äh, siellä on uusi ottomaanista ideologiaa ilmassa. Meidän täytyy pohtia, mihin me olemme käyttäneet nämä 16 miljardia, jotka olemme Turkille äh, suunnanneet. Ovatko ne vahvistaneet Euroopan unionia? Eivät, vaan Erdogania. me emme voi antaa Euroopan rajojen valvontaa sellaiselle taholle, joka haluaa heikentää Eurooppaa. Emme voi antaa myöskään merenhallintaa sellaiselle taholle, joka haluaa valloittaa tuon meron. Tässä kyseessä on se, että meidän täytyy Italiaa erityisesti, mutta myöskin Ranskaa ja Espanjaa vahvistaa taloudellisesti ne ovat ne maat, jotka suojelevat Euroopan unionin tulevaisuutta merialueella. Paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Böslagar, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Dear Chair, dear Mr. Borrell. Arvoisa puhemies, hyvä kollega Borrell, kuten kansleri Bor- ähm, Merkel sanoi eilen, me emme voi kääntää katsetamme pois. Meidän täytyy auttaa ihmisiä ja meidän täytyy myöskin saada aikaiseksi turvallisuutta. Mutta mitä turvallisuus tarkoittaa? Niin kauan kuin EU-valtiot pitävät satamansa kiinni eivätkä päästä pakolaisia sisälle, niin turvallisuutta välimerellä ei ole tarjolla. COVID-19 on käytetty tekosyynä, mutta turvallisuutta ei saada aikaiseksi välimeren alueella alueella, jos näin jatketaan. Ja jos EU-rahoja käytetään turvapaikkalainsäädännön kiertämiseksi Välimeren alueelle, ei saada turvallisuutta aikaiseksi. Turvallisuustilanne paranee Välimeren alueella vain ainoastaan, jos turvapaikka- ja pakolaislainsäädäntöä kehitetään. Meidän täytyy varmistaa, että ihmiset voidaan siirtää Kreikan saarilta muualle. Päivä päivältä ihmishenget ovat uhattuna mutta me voimme muuttaa tilannetta. Meidän täytyy kuitenkin ensin luoda eurooppalainen turvapaikka ja, ja, turvapaikkajärjestelmä. Ja toisaalta meidän täytyy muistaa, että Eurooppa on maahanmuuttoalue ja meidän täytyy luoda uusia väyliä ja uusia mahdollisuuksia ihmisille päästä Euroopan unionin alueelle. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana Edustaja Frankos, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Täällä puhutaan tällä hetkellä Välimeren turvallisuudesta. Mehän tiedämme, että Turkki uhkaa tätä turvallisuutta. Ja Turkki pyrkii nyt toimimaan Kreikan ja Kyproksen aluevesillä sääntöjen vastaisesti ja rikkoin ihmisoikeuksia. Ja nyt sitten Borel keskustelee Davutsoglun kanssa ja Turkki on valmis käynnistämään neuvottelut Kreikan luonnonrikkauksien hyödyntämisestä. Eli Turkki on kääntänyt selkänsä demokratialle ja sen tavoitteena on olla marttyyri, kun ajatellaan sen omia tavoitteita. Mitä mieltä olette tästä tilanteesta? Kreikka haluaisi, että me lopetamme vuoropuhelun kokonaan Turkin kanssa. Paljon kiitoksia teille, edustaja Frankos. Seuraavana edustaja Demirel, yksi minuutti. Borrell, ja die Eskalatione mit... Kiitokset. Edustaja Borrell, tilanne Välimeren alueella on huolestuttava. EUn ja Turkin välinen saraharkka pahenee pahenemistaan. Erdogan menettää ääniä. Turkki luisuu poliittisesta kriisistä toiseen ja tästäkin syystä Erdogan panostaa sotilaalliselle voimaansa. Siksi nämä hankaluudet Libyassa ja Välimeren alueella. Toden totta, olette huolissanne ihmisoikeusloukkauksista, Erdoganin toimista, olette huolissanne Syyrian tilanteesta, mutta miksi pidätte kiinni tästä Erdoganin kanssa solmitusta sopimuksesta ja keskustelette hänen kanssaan? Puhutte asesulkusopimuksesta Irinin puitteissa, mutta jäsenvaltiot myyvät jatkossakin näitä aseita Turkille ja sanoisin, että että lopettakaa asevienti Turkkiin. Se olisi vaikuttavampi lähestymistapa. Jos katsotaan tämä koko, tätä koko, koko tilannetta, niin kyse on kaasusta ja öljystä. Ei ainoastaan AKP ole tästä kiinnostunut, vaan Ranska ja Italia ovat mukana, jotta öljykonsernit pärjäävät. Minä sanon, että kaikki joukot on vedettävä pois alueelta. Paljon kiitoksia edustaja Demirel. Seuraavana edustaja Furlas, yksi minuutti. Kiitos, Όταν επιτρέπει σε κάποιον να σου επιτίθεται... Puhemies, korkea edustaja Borrell. Kun annamme luvan jollakin taholle eh, hyökätä meitä vastaan, eh, ainut mahdollinen tulos tästä on se, että tilanne lipeää hallinnastamme. Turkin suhteen näin tapahtuu. Turkki on Euroopan unionin ehdokas maa mutta tämä on aivan täysin mahdoton ajatus. Mahdotonta on kuvitella, että neuvottelisimme tämän maan kanssa, koska se uhkaa erästä jäsenmaata, jonka alueita se miehittää laittomasti. Emme me odota, että te tulette me kertomaan meille, että me olemme oikeassa. Me tiedämme, että me olemme oikeassa. Kertokaa meille, mitä käytännössä voimme tehdä kentällä, mitä käytännön toimia, ei vain sanoja. Euroopan unioni on presidentti Erdoganin kiristyksen kohteena ja meidän on nyt korkea aika laittaa arvomme edelle eikä intressejä. Kiitokset edustaja Furlas. Seuraavana edustaja Andrew Lakis, yksi minuutti. Hyvin suuri osa poliitikoista Turkissa hyödyttävät populismia ja tilanteen pahenemista. Erdogan on nyt avannut kysymyksiä, jotka oli jo hoidettu aikaisemmin Lausannin sopimuksella. Erdogan haluaa Syyrian, Libyan valtansa ja hiljattain lausunnossaan hän totesi, että hän haluaa tehdä Sansofin museosta moskeijan. Ja tällä tavalla hän heikentää miljoonien kristittyjen asemaa. Turkkilaisia Libyassa he lähettävät sinne aseita laittomalla tavalla – Ja jos Turkki jatkaa tällaista toimintaa, niin sitten täytyy päättää tuliliitto Turkin kanssa. Tietysti haluamme rauhaa tälle alueelle. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Rivier, yksi minuutti. Representant. Arvoisa korkea edustaja, Syyria ja nykyisin Libya ja jo kauan aikaan Kreikka ja Kypros ovat samassa tilanteessa. Me olemme kuvitelleet, että Turkin aiheuttama ongelma Välimerellä on kaukaista historiaa, mutta näin ei ole. Se koskettaa meitä kaikkia. Me olemme nyt geopoliittisessa vaikeassa tilanteessa, joka uhra, uhkaa meidän eurooppalaista itsemääräämisoikeuttamme. Me näemme kansainvälisen oikeuden rikkomuksia, merioikeuden rikkomuksia, mutta Eurooppa vain katsoo eikä toimi. Nyt on jo olemassa tilanne, että Syyrian ja Libyan tilanteet ovat katastrofaalisia. Meillä on suuri uhka siitä, että uusi pakolaisaalto syntyy. Me emme saa jättäytyä presidentti Erdoganin kiristyksen armoille. Eurooppa ei saa antaa Itä-Välimeren äh, valvontaa Turkille. Hyvä, herra Borrell, Euroopan unionin täytyy toimia heti. Kiitokset teille, edustaja Saharopoulou. Nyt puheenvuoro edustaja Rivierelle. Kiitoksia. Viime kesänä turkkilaiset ahdistelivat ranskalaista alue, äh, ranskalaista venettä. Kyse oli Naton toiminnasta, mutta komissio ja parlamentti eivät ole mitenkään reagoineet tähän ja ovat polvillaan Erdoganin edessä. Tässä on kiristetty maahanmuuttajia, niitä on käytetty painostusvälineitä EUta kohtaan ja kurdeja on murhattu. Hehän auttavat meidän ISISin torjunnassa. EU on alistunut Turkille ja nyt puhutaan edelleen tai neuvotellaan jäsenyydestä ja Erdoganille on jo ohjattu miljardeja ja komission tekin puhuitte tästä, eli Kreik- Kreikka, Kypros ja Ranska ovat olleet tässä mukana. Kreikan armeija on yksin puolustanut Euroopan rajoja. Ja nyt Euroopan unioni ja parlamentin pitää lopettaa neuvottelut Erdoganin kanssa. Paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Zambatski, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa korkea edustaja, pohdimpa, mitä vielä pitäisi tehdä, että Erdoganin politiikka tulisi kunnolla ymmärtyksi. Hän käy sotaa kurdeja vastaan omassa maassaan, hän käy sotaa Syyriassa ja Libyassa. Hän yrittää valloittaa Välimeren aluetta. Tänään turkilaiset lehdet kertoivat päätöksestä mutta Hagia Sofia moskejaksi ja haluaisin muistuttaa, että kyseessä on kaikkien kirkkojen äiti. Tällä nimellä se tunnetaan. Mitä muuta Erdoganin vielä pitää tehdä, että te näkisitte hänen naamionsa taakse? Kuinka ja koska te tulette ymmärtämään, että ei Turkki ole mikään eurooppalainen maa, eikä sitä sellaista ole tulossa koskaan, ei sen alueen tai sivilisaation, kulttuurin tai politiikan suhteen. Miksi me jatkamme tätä sirkusesitystä, että neuvottelisimme Turkin tulevasta jäsenyydestä? Miksi me autamme Turkkia tällaisessa toiminnassa? Arvoisa korkea edustaja, yksi asia on aivan selvää. Näiden nautteluiden pitäisi loppua mahdollisimman nopeasti. Ja yrittäkää nyt estää tuon Hagia Sofian moskeaksi muuttaminen. Paljon kiitoksia teille, edustaja Zabatski. Seuraavana edustaja Morell, yksi minuutti. Kiitoksia. Emmekö tee mitään nyt, kun Turkki jatkuvasti provosoi meitä Välimerellä? Turkkilainen fregatti oli aggressiivinen Ranskan laivaston alusta vastaan, joka toimi kuitenkin Naton alaisuudessa, ja meidän pitäisi kaiken olla tästä huolissamme. Ja tähän on reagoitu hyvin vähän, mutta tämä kuitenkin osoittaa, mikä on Euroopan asema Natossa. Jotkunhan ovat puhuneet sitä, että Nato olisi aivokuollut. Mutta ennen kuin nyt puhutaan riippumattomasta Euroopasta, niin meidän täytyy täällä Euroopassa muistaa se, että me olemme sallineet sen, että Turkki on pyrkinyt kasvattamaan valtaansa Lähi-idässä. Ajatellaan vaikka Syyriaa, me emme pystyneet auttamaan kurdeja liittolaisiamme. Ja sitten mitä Libyassa nyt tapahtuu? No Erdogan käyttää hyväksemme jakaantumistamme, heikkouksiamme, epäröintiämme. Ja Euroopan pitää vaatia kunnioitusta. Ja meidän täytyy todeta turkkilaisille, että me emme hyväksy sen hallituksen toimintaa. Vielen Dank, Herr Kollege Morelles. Folgt für eine Minute. Paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Salini, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Arvoisa korkea edustaja, te määrittelitte kun kuvasitte Turkin ja Euroopan unionin äh, suhdetta tuossa kertomuksessa, äh, te kuvasitte negatiivista suhdetta ja puhuitte negatiivisista kehityskuluista, mutta minä puhuisin toisin. Kyseessä ei ole negatiivinen kehityskulku. Tässä on kyse se, että ei enää millään tavalla naudutta normaalien suhteiden puitteita. Aivan oikein on sanottu, että Turkin omaksuma strategia on uusi ottomaaninen. Olemme nähneet tämän Syyriassa, Libyassa, Egyptissä, Algeriassa ja niin edespäin. Tarkoituksena on äm, ottaa valta Välimerellä ähm, Euroopan unionin suhteen. Tässä haluaisin Aldo Mooroon suuren ajattelijan viitata hän sanoi, että Eurooppa ei ole mikään Välimeren reunamanner, vaan että Eurooppa on Välimeri. Niin. Kiitoksia teille, edustaja Salini. Seuraavana puheenvuoro edustaja Insiirille. Yksi minuutti. Mikro, mikro. Yes, does it work? Perfect. Herr talman, Erdogan och hans regering i Turkiet är ett hot, ett hot mot befolkningen. Erdogan ja hänen hallituksensa ovat uhka, uhka turkkalaisille, uhkaa Lähi-idän ihmisille ja uhkaa Euroopalle. Turkin toiminta on ollut hälyttävää jo pitkään ja he pahentavat konflikteja lähi ja Afrikassa ja uusia konflikteja saattaa vielä syntyä lähi Välimeren alueelle. Turkissa Erdogan on sortanut oppositioita, oppositiota ja siellä on pommitettu kurdiväestöä. Ja myöskin on rikottu Kreikan ilmatilaa ja aluevesiä. Ja sitten siellä on porattu öljyä Kyproksen alueelta. Kaikki nämä ovat kansainvälisen oikeuden rikkomuksia. Ja Erdoganin uhkailu ja väkivalta leviää, leviää maasta toiseen Euroopassa. Erdogan valvoo mediaa ja siellä on hyökätty kolmea ruotsalaista sosiaalidemokratiaa vastaan – Eli dialogi on aina tärkeää, korkea edustaja, ja se, että kävitte Turkissa viime viikolla, se on tärkeää. Mutta kuinka kauan voimme jatkaa Turkin sietämistä tällä tavalla? Paljon kiitoksia ja seuraan edustaja Zimniuk, yksi minuutti. Kriisi Herra puhemies, jo vuodesta 2015 maahanmuuttokriisi on ollut päällä, mutta silti siitä huolimatta ei ole ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin ongelmien ratkaisemiseksi. Sanahelinää kyllä on, mutta se ei riitä. EU heikkona osapuolena suostuu tähän tilanteeseen ja on valmis olla painostuksen alaisena. Kreikkaa vastaan käytetään maahanmuuttoasetta, jotta EU toimisi miten, me, miten Erdogan haluaa. Se ei val, valvo ainoastaan Balkanin väylää, vaan myöskin Libyassa ja Välimeren alueella. Erdoganin kautta ei Välimeren alueelta ratkaisua löydy, vaan Erdogan on itse ongelma. Meidän täytyy reagoida selkeällä kielellä. Meidän pitää lopettaa kaikenlainen tuki Turkin suuntaan ja taloudelliset rahavirrat on tyrehdyttävä. Ulkorajat on pistettävä kiinni ja tehtävä niin kuin Siivos on ehdottanut. Kiitoksia. Kiitokset kollegat Simniuk. Seuraavana edustaja Fidanza, puolitoista minuuttia. Entro mezzo secolo la Turchia emergerà come una delle potenze Turkista tulee, Turkki tulee olemaan vuosisadan puolessa välissä yksi maailman suurvalloista. Näin puhui sulttaani Erdogan äh, Ankaran parlamentin edessä tämän vuoden helmikuussa. Tämä on uusi ottomaanista sen ideologian julistus, jossa tulee yhä selkeämpi ja selkeämpi. Tämä on koskenut kurdeja, sitten italialaisten ja ranskalaisten intressien rikkomista tai Tripolin hallitukseen sekaantumista tai sitten keskeisen välimeren toimintaa, jossa Algeria ja Libyan salakuljettajat ovat mukana. Ja tämän lisäksi Turkki tukee poliittista islamismia Euroopassa ja haluaa suorastaan kolonisoida mannerettamme. Toimii myöskin Sudanista Somaliaan Afrikassa. Silvia Romana on tämän tuonut esiin Nurkin suhteen ei riitä vain antaa totemuksia, kuten Euroopan neuvosto. Meidän täytyy ottaa Turkin historia ja kulttuuri huomioon ja myöntää, ettei se kuulu Eurooppaan sellaisena kuin me sen käsitämme. Ja sanoa loppuen lopuksi lopultakin ei sille, että Turkki olisi minkälainen Euroopan unionin liittymisen maa. Paljon kiitoksia edustaja Fidansa. Seuraavana puheenvuoro edustaja Volisille. Yksi minuutti. Turkey. Kiitoksia. Turkki on nyt laiton valtio. Se on toiminut Irakissa Irakin hallituksen toiveita vastaan. Se on toiminut Syyriassa silloin, kun sitä huvittaa. Se ei ole noudattanut asevientikieltoa Libyaan. No, Yhdysvallat on varmaan hyväksynyt tämän ja EU sitten taas on kuulijainen Yhdysvalloille. Meillä on aika surkea rooli tällä alueella. Ja Yhdysvaltojen sanktiot ovat rangaistus Syyrian kansalaisia vastaan, mutta me emme sano siitä mitään. Ja sitten tuemme Bin Salmania, Netanyahua ja muita sotarikollisia. Porel, te puhuitte solidaarisuudesta Turkkia kohtaan, koska siellä on nyt kolme ja puoli miljoonaa pakolaista. Mutta mikä on pakolaisten tulevaisuus? Euro- Eurooppaa, ei heitä halua, eivät voi Turkinkaan jäädä. Miksi ette tee yhteistyötä Syyrian kanssa ja jätä Yhdysvaltojen uhkailut omaan arvoonsa? Nämä pakolaiset eivät voi palata takaisin ja tuntuu siltä, että ei edes haluta, että he palaavat sinne. Kiitokset edustaja Vuoli. Seuraavana edustaja Mandal, yksi minuutti. Vielen Dank, Herr Präsident. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Pandemiasta olisi pitänyt oppia, että ihmiskunnan on pidettävä yhtä. Turkin kansalaiset, heitä pitää arvostaa yhtä lailla kuin kaikkia muita maailman kansalaisia. Mutta jos katsotaan Turkin johtoa, jota ehkäpä enemmistö Turkissa ei tue, tekee paljon virheitä. Pohjois-Afrikassa, Viinissä tapahtuu epävakauden toteutumista – tilanne on riistäytymässä käsistä. Tästä meidän pitäisi olla yhtä mieltä. Asevienti, kieltosopimukset, niitä kierretään, mustamaalataan toisia ja taistelut tapahtuvat keskellä katua ja näin Euroopassa. Jäsenyys, kumppani, status pitää evätä. Turkin johto on nimittäin osoittanut jo pidemmän aikaa, ettei se ole kykenevä liittymään EU-hun. Kiitokset. Seuraavana edustaja Mavrides, yksi minuutti. Puhemies, tällä hetkellä on tärkeää keskustella Turkin laittomista toimista Euroopan unionin alueella ja itäisellä välimerellä kaiken kaikkiaan, mutta tämä ei vielä riitä. Ehm, historian virheet toistuvat, eh, hyvä korkeudustaja Borrell, siksi, että me emme ota niistä oppia. Tällä viittaan politiikkaan, ehm, rauhoittelevaan politiikkaan, Ähm, natsismia vastaan. Tästä Eurooppa maksoi verisen hinnan, sillä me emme ole ottaneet oppia omasta kokemuksestamme. Yvera Borrell, tässä tilanteessa Euroopan unioni on itäisen välimeren suhteen. Ja me yhä myymme Turkille aseita, vaikka äh, Turkki vastustaa arvojamme. Tämä ei käy. Kiitokset edustaja Frides. Seuraavana edustaja Donato, yksi minuutti. Kiitoksia. Korkea edustaja, te haluatte käydä vuoropuhelua Turkin kanssa ja te olette kuitenkin hyvin löyhä hallintoa kohtaan, joka on rikkonut jatkuvasti kansainvälistä lainsäädäntöä. 400 000 ihmistä on jo kuollut Syyrian konfliktissa ja Erdogan on tukenut jihadisteja Syyriassa ja hän on käyttänyt heitä palkkamurhaajina Libyassa ja on rikkonut asevientikieltoa. Hän on saanut miljardeja Euroopasta liittymistä edeltävänä apunaan ja olemme antaneet myöskin pakolaisia varten tukea mutta nythän on sitten toiminut omia etujaan tavoitelleet Libyassa ja muualla Pohjois-Afrikassa. Ja sitten Kypros ja Kreikka. Autoritaarinen hallinto on rikkonut ihmisoikeuksia ja syrjinyt kurdeja ja kristittyjä. EU ei ole tehnyt mitään ja meidän täytyy nyt tuomita kaikki nämä rikkomukset, määrätä sanktioita ja lopettaa kaikki yhteistyö, koska Turkki ei sitä ansaitse. Paljon kiitoksia edustaja Donato. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Bushade Vilaval, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kun näitä on nyt maaliskuun kriisiä, Erdoganin hallitus lähetti tuhansia maahanmuuttajia Euroopan rajoille. Ja siellä oli sitten kreikkalaisia ja ranskalaisia sotilaita. Ja sitten kun itse kävitte Ankarassa, niin kuten kuulimme, niin EUssa ei ole riittävästi poliittista tahtoa eikä riittävästi ole suojeltu kristi, kristityjen arvoja. No, meidän pitäisi nyt lopettaa maksut Turkille, mutta meille on sanottu, että kaikki raha ei meille hallitukselle ja että te tuette sitä, että maksamista jatketaan. No, me maksamme yli miljardin maalle, jota ei voi pitää liittolaisena. Ja Maghreb-maissakin maiden joukossa on maita, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä. Ja näistä syistä vaadimme, että keskitetään kaikki maksut kolmansiin maihin, jotka eivät tee yhteistyötä maahanmuuttokysymyksissä, ja meidän pitää lopettaa Turkin jäsenyysneuvottelut. Kiitos. Kiitokset teille. Seuraavana edustaja Sofko, yksi minuutti. Honorable High Representative, dear colleague. Kiitokset herra puhemies, arvoisa korkea edustaja. Välimeren alueen edustajana voin sanoa, että nyt jos koskaan turvallisuuden ja Euroopan kansalaisten hyvinvoinnin kannalta Euroopan täytyy toimia yksissä tuumion. Kreikassa ja Kyproksella Turkin toimet ovat selvästi nähtävissä. Ne ovat lain vastaisia ja aiheuttavat konflikteja ja jännitetiloja suhteessa EU-hun. Viime kuukausien aikana olemme nähneet vastaavanlaisia tilanteita, kun hyökkäyksen on toteutettu unionin ulkorajoilla. Me olemme lähettäneet selkeän viestin, että me toimimme vahvasti ulkorajamme suojaamiseksi. Tällainen toiminta on lopetettava välittömästi ja siksipä peräänkuulutan vuoropuhelua ja eurooppalaisia ratkaisuja, sillä vain ainoastaan keskustelulla voimme välttää tilanteen eskaloitumisen. Välimerellä on tärkein merkitys tässä. Eurooppalaisia arvoja on vaalittava ja siltä pohjalta yhteinen tulevaisuus on saatava rakennettua. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Sofko. Seuraavana edustaja Shida, yksi minuutti. Kiitoksia. Erdogan on yhä kauempana eurooppalaisista arvoista. Tai oikeastaan hän on jo pitkään ollut kaukana eurooppalaisista arvoista ja ihmisoikeuksista. Hän on syrjäyttänyt demokraattisesti valittuja pormestareita ja tuhansia vangittuja on jo Turkin vankilassa. Heidät on vangittu poliittisin syin. Ja sitten viimeksi esimerkiksi Viinissä osoittivat mieltään. Ja sitten Turkin toiminta Syyriassa kurdeja vastaan, Turkin laivaston toiminta Kyproksella ja myöskin Libyassa. Ja hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy nyt miettiä, onko Turkki edelleen kumppani, kun ajatellaan Euroopan neuvostoa tai NATOa. Pitäisikö meidän sitten määritellä uusia sanktioita tai jopa keskeyttää jäsenyysneuvottelut? Kiitokset edustaja Siida teille. Seuraavana edustaja Bardella, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Un avi... Kiitoksia puhemies. Äh, turkilainen sota-alus uhkasi ranskalaisia aluksia ja turkilainen äh, fregatti kreikkalaisia, jotka tekivät äh, lastintarkistuksia. tarkistuksia myöskin Syyriassa eh, ja Irakissa ja mahdollisesti Daeshin kanssa. Turkki on toiminut ja Hagia Sofia halutaan muuttaa moskeijaksi. Mitä vielä tarvitaan, että ihmiset eh, suostuvat uskomaan eh, Erdoganin asenteen olevan aggressiivinen? Minä olen kuten kaikki muukin voi nyt harvainoida, minkälainen tämän uuden äh, sulttaanin asenne on Eurooppaa vastaan. Äh, Diplomatia on sellainen voima, joka ei ole riittänyt. Äh, Eurooppa ei saisi enää pelata tätä peliä Erdoganin kanssa. Se on jatkunut jo liian kauan aikaa. Meidän täytyy olla sanktioita, meidän rajojamme tulee kunnioittaa ja meidän täytyy päättää kaikki tuet ja kaikki varat, joita Ankaraan lähetetään. Kiitoksia. Paljon kiitoksia teille, edustaja Vardela. Seuraavana edustaja Bellamy, yksi minuutti. 1935. Vuonna 1935 Mustafa Kefal teki San Sofian basilikasta museon, jossa on esitelty kristillisiä perinteitä Turkissa. No nyt Erdogan on sitten päättänyt tehdä sitä moskeijan. Viesti on selvä. Tässä väärenneltään historiaa Turkin hallituksen taholla, kuten Armenian kansanmurha tai kreikkalaisten alaikäisten käännyttäminen. Tämä on vaarallinen projekti. Euroopan pitää nyt tunnistaa tilanne. Turkin tilanne on hallistuttava ei pelkästään kun ajatellaan lähi vaan myöskin koko maailmaa ja erityisesti Eurooppaa. Välimerellä on nyt jännitteitä ja me tuemme Kreikkaa ja Kyprosta, jotka ovat joutuneet kiristyksen kohteeksi. Eurooppa on jälleen kerran voimaton ja tässä nyt halutaan edelleen lähettää rahaa Turkkiin, vaikka voisimme antaa näitä rahaa meidän viljelijöillemme. Meidän pitää tunnustaa totuus ja meidän pitää lopettaa tämä liittymisprosessi, joka on täysin absurdi. Kiitokset edustaja Bellami. Seuraavana puheenvuoro edustaja Majorinolle. Yksi minuutti. Grazie Kiitoksia puhemies. Turkissa, Erdoganin Turkissa on autoritaarinen kehä käytössä demokratian kustannuksella, opposition ja vastustajien kustannuksella. Tätä emme voi hyväksyä arvojemme vuoksi tämä ei ole ongelmallista vain sen vuoksi, mitä Turkissa tapahtuu, vaan myöskin sitä, sen vuoksi, mitä tapahtuu Turkin ulkopuolella, Libyassa tai Syriassa tai Kurdien suhteen. Ja myöskin ähm, pakolaisten läsnäolo Euroopan rajoilla on uhka. Mitä Eurooppa haluaa? Mikä on meidän vastuumme? Meidän täytyy ähm, tuomita Erdogan ja tehdä se aivan selvin sanoin, tämä on selvää, mutta me emme myöskään saa jättää hänen tilalleen mitään tyhjää tilaa. Ennen kaikkea, kun ajattelemme Välimeren keskeistä aluetta ja sitä, kuinka tärkeää on puolustaa ihmisoikeuksia diplomatian keinoin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia teille. Seuraavana edustamaan Rakis, yksi minuutti. Mikro, mikro, mikro. Mikrofoni, olkaa hyvä. Όλοι θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα... Kiitoksia herra puhemies. Turkin tulisi kunnioittaa kansainvälistä lainsäädäntöä eikä toimia niin kuin nyt. Muuten vuoropuhelusta ei ole mitään hyötyä. Muuten Erdogan voi tehdä mitä lystää me haluamme, että Sofia Moskea-hankkeestakin, sitäkään ei tulisi äh, luopua. Kyse on kulttuuriperinnöstä ja nämä Erdoganin toimet ovat kuin isku suoraan sydämeemme. Te toki kävitte Turkissa vierailulla ja silloinkin järjestettiin yhteisiä tapaamisia von der Leyenin kanssa ja kolmen unionin jäsenvaltion ministerit olivat paikalla, mutta ja syytettiin erinäisistä toimista ja siihenkään ette reagoineet. Teidän pitäisi toimia neuvoston päätöslauselmien mukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana Edustaja Asimakko Pukkulu, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, korkea edustaja. Kun Merkel oli täällä täysistunnossa, hän osoitti kunnioitusta Euroopan parlamentin jäsenille, jotka selittävät nämä päätökset kansalaisillemme. Miten voin selittää kansalaisillenne tämä, mitä nyt on tapahtunut ja miten voidaan selittää että tässä nyt on esitetty nuoria lapsia murhaajina. Ja Turkin ulkoministeri uhkailee törkeällä tavalla Euroopan unionia. Ja mitä te teette? Te vain hymyilette ja tarjota hänelle sitten käsidesiä. Pakotteiden sijasta puhutte vuoropuhelusta, mutta teidän on ihan turha hymyillä siellä. Paljon kiitoksia teille. Seuraavana edustaja Keli, yksi minuutti. When Brexit started first. Kun Brexit käynnistyi, niin monet irlantilaiset olivat sitä mieltä, että Euroopan unioni olisi tehnyt jotain, mutta mitään ei tapahtunut muuta kuin solidaarisuutta. Ja sitä kyllä voimme korostaa ja kunnioittaa. Ja solidaarisuutta tarvitaan myöskin suhteessa Kreikkaan ja Kyprokseen. Vahva naapuri loukkaa Kreikan ilmatilaa ja Kyproksen edustalla porataan laittomasti. Turkin suuntaan pitäisi sanoa, että jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta ei voida polkea. Kaikki jäsenvaltiot ovat yhtä tärkeitä meille kaikille. Ja jos Turkki ei toimi vaaditulla tavalla, niin meidän on ryhtyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voimme suojella jäsenvaltiota. EUn vahvuus on yhteisöllisyys. Sitä oli nähtävissä Brexitiin ja eroamisopimukseen liittyen ja tätä samaa pitää nyt osoittaa myöskin Kyproksen ja Kreikan suuntaan. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia edustaja Keli. Seuraavana edustaja Spiraki, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä korkea edustaja. Herra Borrell, te totesitte, että ZEn kanssa äm, Kreikka on neuvotellut äm, rajoista. Kyseessä on se, että me haluamme suojella äm, yksinomaista talousaluetta ja sen rajoja. Ja tämä mahdollisesti viedään Haagin tuomioistuimeen. Äm, Turkki uhkaa rajoja, eikä tämä ole Kreikalle vain kysymys Euroopan unionin intressien mukaista olisi tuoda tämän ZEEn äh, alueen rajojen suhteen kantansa esiin. Äh, tämä pitäisi viedä Haagiin tai neuvotella asiasta. Paljon kiitoksia teille edustaja Spiraki. Ja tämän yhteiskeskusteluosion osalta viimeisen puheenvuoron saa kollega Junkevit Siene. Yksi minuutti. Tilanne on vaarallinen. Tässä täytyy tietenkin katsoa kokonaisuutta, ei ainoastaan suhteessa Turkiin. On olemassa paljon keskusteluja EUn strategisista autonomiasta turvallisuusalalla. Jos katsotaan Välimeren alueen kehittymistä viime vuosien aikana, niin se on osoittanut, että meidän on toimittava, ei ainoastaan puhuttava. Kun EU ei toimi, muut toimivat. Eli Turkki ja Venäjä tässä suhteessa. Ja varsinkin jos EU-ssa tuetaan Libyan eri puolia, niin mikä on yhteinen strategiamme? Nyt meidän täytyy katsoa, mikä on EUn mahdollisuus toimia lähirajoilla yhteistyössä Naton kanssa. Tätä kautta EUn strateginen autonomia vahvistuisi. Siihen äänestäjäkuntamme voisi uskoa. Kiitoksia. Wait. Oikein paljon kiitoksia edustaja Lupikitsiene. Näin päättyy keskustelu aiheesta vakaus ja turvallisuus välimereillä ja Turkin negatiivinen tilana ja asenne. Nyt siirrymme keskustelemaan valko tilanteesta. Ensimmäisenä edustaja Kubilius, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, korkea edustaja, Lukashenko on ollut vallassa autoritaarisesti 26 vuotta ja valko haluavat todellisia muutoksia maahansa. Ja se voi tapahtua 9. elokuuta presidentinvaaleissa. Tilanne on erilainen nyt kuin aikaisemmin. Mielipidemittaukset osoittavat, että yli 50 prosenttia valkovenäläisistä haluavat todellisia muutoksia ja ainoastaan vähemmistö haluaa Lukashenkon jatkavan. Tämä muistuttaa minua 90-luvun laulavasta vallankumouksesta Baltian maissa. Kulttuurieliitti YouTubessa vastustaa hallintoa avoimesti. Bloggerit luovat todellisia vastarintaverkostoja ja hallinto jahtaa heitä kaikkia. Lukasenkan tärkein haastaja on vankilassa. Poliittisia vankeja on jo yli 30 ja siellä on tun- mukana tunnettuja oppositiojohtajia. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti ensin valko kansalaisille. Me olemme solidaarisia kanssanne, kun haluatte muutoksia, ja teillä on oikeus päättää näitä muutoksista. Teistä voi tulla tavallinen eurooppalainen demokraattinen maa. Ja sitten, jos ensi viikolla 14. päivältä oppositio ehdokkaita ei rekisteröitä, ja jos vank- poliittisia vankeja ei vapauteta, ja jos mielenosoittajia uhdataan, uhata, niin häneen kohdistuu sitten sanktioita. Meidän pitää suojella naapureidemme oikeuksia. Paljon kiitoksia teille, edustaja Kubilius. Seuraavana edustaja Pietron, yksi minuutti. Just on our border, in the heart of aivan rajojemme ulkopuolella eh, Euroopan sydämessä Valko-Venäjällä ihmiset jälleen kerran joutuvat elämään ilman perusoikeuksia. Me olemme heidän rinnallaan. Pelaruksen valko rinnalla, mutta meidän viestimme Lukashenkolle on selvä. Me tuomitsemme selkeästi väärinkäytökset ja vetoamme sen puolesta, että kaikki ilman syytä pidätetyt vapautettaisiin välittömästi. 26 vuotta Lukashenko on ollut vallassa, mutta poliittinen elämä on ollut melkoisen uinuvaa tuona aikana. Näin ei enää ole. Näissä olosuhteissa Euroopan unionin täytyy luoda strateginen Valko-Venäjän politiikka, jossa on selkeitä ehdottomia rajalinjoja ja sanktioita. Miten valko Venäjän politiikassa voimme puolustella toimiamme, ellei meillä ole minkäänlaista strategiaa. Voisitteko te tulevina viikkoina hiukan valaista parlamenttia tästä kirjallisesti? Kiitoksia. Paljon kiitoksia teille, edustaja Biedron. Seuraavana puheenvuoro edustaja Ostrevitsiukselle, kaksi ja puoli minuuttia. Representative, <clears throat> ladies and gentlemen. Herra puhemies, arvoisa korkea edustaja. Valko-Venäjällä systemaattisesti ja jatkuvasti vain järjestelmiä poljetaan tarkoituksena vain ja naastaan autoritaarisen järjestelmän pönkittäminen. OECD on esittänyt omat kommenttinsa ja sama pätee nykyisiin vaalitilanteisiin, mutta valitettavasti kansanääntä ei kuunnella. Ihmiset ovat tyytymättömiä ja nyt ihmisiltä pinna katkeaa. Nyt halutaan todellakin muutosta. Hallinto on menneiden vuosien hallintojärjestelmä. Vallan kahvassa kiinni pitämiseksi se toimii miten lystää, vangitsee ihmisiä, ihmisiä kidnapataan, hakataan, uhkaillaan myöskin median toimesta. Boborika ja Tsihanovski ovat edelleenkin telkien takana. Hallinto toimii edelleen miten haluaa. Henkilöitä pidätetään aina uudestaan ja uudestaan, kuten Severerats joutuu nyt istumaan pidempää vankilatuomiota. valko hallinto on valmis tekemään mitä tahansa pitäkseen kiinni vallastaan, muun muassa pitämällä ydinvoimalan verkossa, vaikka se ei ole standardien mukainen ja vaikka se on unionin rajan läheisyydessä. Tämä on ikään kuin trojalainen hevonen, joka liittyy eurooppalaiseen turvallisuuspolitiikkaan. Ja niin nyt vaadinkin unionin toimielimiltä. Pohtikaa, mikä olisi kattava valko strategia. Sen pitää tarjota mahdollisuutta liittyä unioniin, vaalia suvereniteettiisuutta, pluralistista yhteiskuntaa, vapaita vaaleja ja ydinturvallisuuden vaalimista. Euroopan unionin pitää olla avoin ja tukea osoittava taho. Meidän täytyy tukea valko myöskin COVID-19 kriisin aikana. Tätä ei voida jättää vain ainoastaan hallinnolle. Meidän täytyy pitää kiinni mahdollisuudesta langettaa sanktioita, mikäli sellaisiin on tarvetta. turvautua. kiitoksia. Kiitokset edustaja Ostravitsius. Seuraavana von Grauman Taubadl vihreiden puolesta, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, monissa itäisen naapurin maissa on autokraattisia järjestelmiä, mutta missään tämä ero, kun ajatellaan maan tilannetta meidän arvoihimme ja presidentti vastustaa meidän arvojamme. On traagista katsoa, miten maa, joka maantieteellisesti on keskellä Eurooppaa, on nyt joutunut niin kauas eurooppalaisista arvoista kuin valko -Venäjä. Siellä on edelleen kuolemantuomio ja presidentti kiistää koronan olemassaolon ja edessä ovat myöskin vaalit tyytymättömyys ei koskaan ole ollut näin suurta Lukashenkoon. Ihmiset haluavat muutoksia, he osoittavat mieltään. He osoittavat tuntikausia voidakseen rekisteröidä presidenttiehdokkaansa, mutta Lukashenko ei halua hyväksyä muita ehdokkaita, jotka ovat vakavasti otettavia. Näitä vastustajia heitetään heppoisin perustein vankilaan ja heitä kidutetaan siellä ja kaikki tämä tahtuu Euroopassa. Meidän täytyy vaatia nyt kolme asiaa valko -Venäjältä. Ensinnäkin meidän pitää saada OECDn vaalitarkkailijat maahan ja toiseksi presidentti missään tapauksessa ei saa heittää kilpailijoontaan vankilaan tai estää heitä rekisteröitymästä. Se olisi isku vasten miljoonien äänestäjien kasvoja. Ja kaikki poliittiset vangit pitää välittömästi vapauttaa ja ehdoittaa. Nämä ovat vähimmäisvaatimukset. Ja EUn toimielinten pitää vaatia tätä yhdessä jäsenvaltioiden ja puheenjohtajavaltio Saksan kanssa. Näiden vaatimusten toteutuminen on tärkeä testi myöskin EUn uskottavuudelle valko -Venäjällä. Kiitos. Paljon kiitoksia teille. Seuraavana puheenvuoro edustaa Pinedalle. Yksi minuutti. Gracias, presidente. Hablemos claro. Ustedes traen aquí... Paljon. Kiitoksia. Tässä puhutaan valko koska kyse on leikkaismaasta ja tässä halutaan vaikuttaa tuloksiin. Tässä nyt puhutaan samoista asioista kuin muissa maissa. Ja tämä liike on ollut vaarallinen aikaisemmin kun halutaan vaihtaa hallitus hinnalla millä, hyvä, hinnalla millä hyvänsä, niin se saattaa johtaa vaikka natsiministereihin. Euroopassa on nyt paljon militarisoitumista ja myöskin Venäjän ja valko rajalle on paljon sotilaita. No, tällä tavalla vain ylläpidetään uutta kylmää sotaa – ja meidän pitää kiinnittää huomiota näihin kansainvälisiin suhteisiin. Me tarvitsemme autonomista ulkopolitiikkaa, joka pohjautuu monenvälisyyteen ja Euroopan vakautteen, eikä sanktioihin ja konflikteihin muiden kanssa. Kiitos. Pineda. Kiitokset teille, edustaja Pineda. Seuraavana edustaja Gaaler, yksi minuutti. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, das war... Herra puhemies, paljon kiitoksia. Se, mitä edeltävä puhuja sanoi, oli melkoista kuultava. Hän antoi kuvan siitä, että hän olisi Lukasenko puolesta puhuja. Teidän täytyy muistaa, että valko kansalaiset 26 vuoden kärsimyksen jälkeen ovat, heillä on mitta täynnä, sanottakoon suoraan. He eivät siedä tätä hallintoa, he haluavat uudistusta, muutosta. Sitä emme me vaadi täällä, vaan kansalaiset. Jos ajatellaan Etyjin vaalitarkkailijoiden roolia, meidän tulisi vaatimalla vaatia, että he ovat siellä paikalla ja meidän tulisi yhtä lailla vaatia, että poliittiset vangit vapautetaan ja että kaikki ehdokkaat voivat osallistua vaaleihin. Oikeastaan vasemmista lukunottamatta olemme samaa mieltä ja on hienoa, että Euroopan parlamentissa ollaan näin yksimielisiä ja vaalitaistelun pitää olla myöskin vapaa. Olen kuullut, että valko olisi vaalilainsäädäntömuutoksia tarjolla, joka kieltäisi kaupunkien keskustassa äänten antamisen. Tätä emme voi hyväksyä. Meidän tulisi, anteeksi, keskeytä puheenvuoroni tähän. Kiitokset. Seuraavan edustaja Noiser, yksi minuutti. Kiitoksia seuraavan edustaja Karsbro, olkaa hyvä. Puhemies, korkea edustaja. Presidenttidiktaattori Lukashenko on huonosti hallinnut valko jo 26 vuotta. Hän käyttää väärinvaltaansa, valehtelee ja rikkoo ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. valko ainoa eurooppalainen maa, jossa on edelleen kuolemanrangaistus tilanne vain pahenee koko ajan. Ihmiset, jotka osoittavat mieltään, joutuvat vankilaan. Mutta nyt on päätetty käyttää aseita mielenosoittajia vastaan. Ja mielenosoitusten pitäisi olla sallittu Euroopassa 2000-luvulla. Kollegoideni kanssa me olemme vedonneet toimielinten johtajiin Euroopassa. Lukasenkoa pitäisi rangaista näistä toimista, eikä hänelle pidä antaa palkintoja. Me haluamme, että hänelle langetetaan sanktioita. valko on skandaali Euroopan maiden joukossa ja meidän ei pitäisi antaa tämän jatkua. Maa on yhä enemmän tyytymättömyyttä ja meidän pitää tuomita Lukashenko ja tukea demokraattisia voimia. Kaikki ne, jotka on vangittu poliittisin perustein, pitää välittömästi vapauttaa ja EUn pitää te- tukea valko demokraattista kehitystä. Kiitos. Kiitokset teille, edustaja Karsbro. Seuraavana edustaja Tomak, yksi minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Äh, hyvä varapuheenjohtaja Borrell. Eilen äh, Ransk- äh, Saksan liittokansleri Angela Merkel täällä salissa totesi, että meidän pitää säilyttää Euroopan arvojen perusarvojen puolustaminen osana prioriteetteemme, että se on jotakin, mistä me emme voi tinkiä. Me emme voi hyväksyä sitä, että meillä on diktatuuri naapurissamme diktatuuri, joka vainoaa kansalaisiaan. Tästä syystä, hyvä korkea edustaja, teidän täytyy aivan ehdottomasti toimia tiukasti, jotta voisimme antaa sanktioita tälle ihmisoikeuksia ja demokratia vastaan rikkovalle diktatuurille. Kansalaiset tuossa maassa ansaitsevat aivan muuta. Kiitokset edustaja Tomak. Seuraavana olekas yksi minuutti. Gerbiamas e, kollegos, 2020 metai pasaulio. Kiitoksia puhemies, kiitoksia hyvät kollegat. Vuosi 2020 on vuosi, jonka ihmiset tulevat muistamaan muistama vuotena, jona todennäköisesti tapahtui hyvin monia muutoksia, mutta valko suhteen näitä muutoksia ei ole. Presidentti Lukashenko on saanut koko opposition vaiennettua pidätyksin ja muin toimin. Ja tästä syystä Euroopan unionin täytyy antamalle sanktioita, vahvistaa näitä sanktioita ja kohdistaa ne Lukashonkon hallintoon. Samaan aikaan me emme kuitenkaan voi toimia niin, että nämä sanktiot vahingoittavat kansalaisia – meidän täytyy vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. Valko-venäläisten nuorten täytyy päästä Eurooppaan opiskelemaan. Meidän täytyy osoittaa, että me unohda heitä. Paljon kiitoksia teille, edustaja Olekas. Ja keskustelun päätteeksi tässä yhteiskeskustelussa puheenvuoron saa vielä edustaja Borrell, Euroopan unionin korkea edustaja. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia. Paljonko aikamme on, puhemies? Te ette ole varsinainen edustaja, siksi puheen aikaan ei ole rajoitettu. Te voitte puhua niin pitkään kuin haluatte. Ah, no sepä hyvä. Eli kiitoksia. Eli puhun nyt äidinkieltäni espanjaa, jotta pystyn ilmaisemaan itseäni täsmällisemmin. Tässä nyt on yhdistetty kolme erilaista keskustelua. Ja se vähän vääristää tätä keskustelua, koska yksi asia voi viedä huomiota toiselta. No, ihmisoikeus- ja demokratiatilanne maailmassa – Mehän tiedämme, että tämän, tämä kertomus on erittäin merkittävä, vaikka se nyt ei olekaan mikään filosofin kivi, joka ratkaisisi kaikki ongelmat yksinkertaisesti. Mutta tämä kertomus on tärkeämpi kuin koskaan. Ja meidän täytyy myöskin muistaa, että meidän täytyy selittää nämä asiat, joita tapahtuu, ja sen jälkeen meidän täytyy toimia. Ja tästä syystä meillä on uusi toimintasuunnitelma seuraavan neljän vuoden ajalle. Ja tavoitteena on se, että toimintamme ei pelkästään olisi puhumista ja selittämistä, vaan että pystyisimme myöskin vaikuttamaan tapahtumiin meillä on erityislähettiläs ihmisoikeuksien osalta, jolla on hyvin keskeinen rooli, kun tätä suunnitelmaa toteutetaan. Ja minä ymmärrän kaikki nämä rajoitukset, joita tässä on. Ja ikävä kyllä jotkut teistä hiukan veivät keskustelua sivuraiteille ja puhuitte siitä, mitä tapahtuu EU:ssa ja Sitähän ei käsitelty tässä kertomuksessa tai tässä keskustelussa. No sitten viitattiin esimerkiksi välineeseen YKssa, joka olisi laillisesti sitova ihmisoikeuskysymyksissä, mutta ikävä kyllä meillä ei ole neuvoston mandaattia olla mukana valmistelemassa tätä välinettä. Se on meistä ehdottoman tarpeellinen ja me olemme mukana neuvotteluissa epämuodollisella tavalla. Esimerkiksi toukokuussa Ecuadorissa ja seuraava kokous on sitten lokakuussa. Ja me puhumme siellä tämän välinen puolesta, mutta meillä ikävä kyllä ei ole neuvoston mandaattia, jotta voisimme olla mukana neuvotteluissa. olemme uudistaneet tätä lähettilän tehtävää. Hän tukee uskonnonvapautta ja tekee yhteistyötä ihmisoikeusedustajan kanssa. Ja tämä on yksi prioriteeteistamme, kun ajattelemme ihmisoikeuksia. Uskonnonvapaus on uhattuna monissa osissa maailmaa ja joissain tapauksissa se vaikuttaa myöskin Euroopan kansalaisiin ja moniin kristittyihin. Ja sitten viisumi, vapaus ihmisoikeusaktivisteille. Tämähän oli ihan osuva kysymys. No, Eurooppa ei myönnä viisumeita, vaan jäsenvaltiot – Ja edustustot pyrkivät nyt siihen, että tässä päästään eteenpäin, mutta EU ei myönnä viisumeita, vaan jäsenvaltiot. Ja edustustoissa olemme jatkuvasti yhteydessä jäsenvaltioiden suurlähetystöihin ja ihmisoikeusaktivisteihin. Ja haluamme edistää tätä viisumivapautta. Ja te olitte saaneet vastauksen komissiolta ja täytyy sitten katsoa, millä tavalla tämä vastaa meidän toiveitamme tukea ihmisoikeusaktivisteja kaikki mahdollisin tavoin. Niin haluaisin nyt puhua kaikista asioista, jotka on mainittu tässä kertomuksessa, mutta en tietenkään voi niin tehdä. Eli siirryn seuraavaan aiheeseen. Mutta haluan tehdä selväksi, että ihmisoikeus- ja demokratiakysymykset ovat erittäin laajoja ja syviä kysymyksiä mehän olemme nähneet, että ihmisoikeustilanne on heikentynyt ja demokratia on murentumassa. Autoritarismo on nostanut päätään ja monissa osissa maailman uusia autokraatteja, jotka toimivat demokratian varjolla. Demokraattisia he eivät kuitenkaan ole. Eli siksi on tärkeää, että jatkamme tätä työtä ja meidän pitää tehdä enemmän parlamentin jäsenten tuella. Ja siksi tästä asiasta olisi voinut puhua pidempäänkin. Sitten Turkin tilanne. No, ymmärrän kyllä sen, mitä monet teistä sanoivat, mutta tässä keskustelussa oli hiukan hyökkäävä sävy välillä. Ja välillä tuntui, että oli herännyt henkiin Paavi, joka aikoinaan vastusti Turkkia ja ottomaanien valloitusretkiä. No, jos te nyt haette uutta Itävallan huoneen, niin älkää katsoko minuun, se on toinen osa historiaa. Me emme pyri konfliktiin, vaan me pyrimme välttämään niitä. Ja moneen kertaan olen puhunut tästä viimeksi Ankarassa. Puhuin tästä tiukasti, kun puolustin alueellista koskemattomuutta – me katsomme, että Turkki on toiminut laittomasti esimerkiksi porauskysymyksissä, mutta emme pysty muuttamaan maantiedettä ja meillä pitää olla rakentavat suhteet Turkkiin. Ja se merkitsee sitä, että meidän pitää estää tilanteen paheneminen. Meillähän on ollut esimerkiksi välikohtauksia merellä eurooppalaiset turkkilaiset, jotka kuuluvat samaan liittoon, eli NATOon. Mutta meidän pitää pyrkiä välttämään tällaisia konflikteja. Emme nyt halua luoda mitään pyhää liittoutumaa uusia valloittajia vastaan – vaan kun nyt ajatellaan tätä monimutkaista tilannetta, kuten jotkut jäsenetkin ottivat esille, meidän täytyy nyt keskittyä asioihin, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia Euroopan ja tiettyjen jäsenvaltioiden ja Turkin välillä. Meillä on paljon ongelmia ratkaistavana ja ne pitää ratkaista. Se ei onnistu pelkästään neuvottelemalla. Meidän pitää olla tiukkoina, mutta pitää välttää tilanteen paheneminen, koska sillä tavalla ei ratkaista mitään ongelmia, vaan pahennetaan niitä. Ja tähän nyt pyrin Ja tähän työhön saan tukea kollegoiltani ulkoasioiden neuvostosta, jossa ensi maanantaina käsitellään Turkin tilannetta. Olen käynyt Kyproksella ja Kreikassa ja myöskin Turkissa. Ja sitten vielä valko -Venäjä. Olen vain täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Tulossa on vaalit ja on asioita, jotka huolestuttavat meitä, kun ajattelemme tätä sortoa, ihmisoikeusrikkomuksia, ja olemme lähettäneet varoituksia olemme katsoneet, millaisia kannanottoja Euroopan unionilla on ollut, mutta samalla meidän pitää olla yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan ja meillä pitää olla yhteyksiä myöskin valko -Venäjään. Meidän pitää toimia faktojen pohjalta ja parantaa valko kansalaisten tilannetta. Nämä asiat ovat mahdollisia toteuttaa. Me voimme tukea valko kansalaisten oikeuksia, voimme tukea maan itsenäisyyttä ja samalla meidän pitää olla yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan ja pitää viestintä käynnissä. Monet teistä puhuivat siitä, miksi annamme rahoitusta Turkille jäsenyyttä edeltävästä välineestä. No vuodesta 2017 nämä varat on leikattu 1,3 miljardilla. Ja tällä hetkellä teemme yhteistyötä demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien osalta, kansalaisyhteiskunnan osalta. Ja 18 miljoonaa menee maaseudun kehittämiseen, mutta tällä hetkellä ei ole mitään varoja menossa Turkille jäsenyyttä valmistelevasta välineestä. Eli tätä tukea on leikattu huomattavasti. Tämä johtuu Turkin toiminnasta. Neuvosto on katsonut, että se ei sovi yhteen jäsenvaltioehdokkaan toiminnan kanssa. Mutta näitä asioita ei nyt pidä sekoittaa. Jäsenyysvaroja ei pidä sekoittaa varoihin, joilla tuetaan pakolaisia, jotka ovat Syyriasta menneet Turkkiin. 3,5 miljoonaa ihmistä on aika merkittävä taakka. Ja me haluamme auttaa esimerkiksi koulujen rakentamisessa tai terveydenhuoltokysymyksissä. Mitä pahaa siinä olisi? Miten voisimme olla tekemättä tämän? Meidän täytyy jatkaa tämän tekemistä. Eli 500 miljoonaa lisää Syyrian pakolaisille. Ei se ole Turkille menevää rahaa, niin kuin jotkut sanoivat. Nämä varat menevät suoraan pakolaisten auttamisen kansalaisjärjestöjen kautta, jotka tekevät työtä paikan päällä ja YK alaisuudessa. Syyrian pakolaisten tilanne on epätoivoinen ja ei tätä voi nyt kritisoida. Ei nyt voida sanoa, että tässä olisi epärajallista vaihtoa Turkin kanssa, vaan tämä on ehdottoman välttämätöntä. Ja meidän täytyy jatkaa näitä ponnisteluita. Meidän täytyy tukea näitä ihmisiä, niin kuin on tehty Jordaniassa ja Libanonissakin. Ihan sama asia. No, valko tilanne on huolestuttava ja se saattaa vielä paheta. Ja meillähän on vain rajallisia välineitä käytössä. Olemme käyttäneet kaikki välineet, joita meillä on käytössämme – ja tilanteen kehittymisen mukaan ulkoasioiden neuvosto sitten käsittelee tilannetta ja tekee sitten sen mukaisesti päätöksiä. Mutta olen siis valko suhteen täysin samaa mieltä teidän kanssanne, mitä tulee valko tilanteeseen. Eli kiitoksia puhemies tästä avokätisyydestä puheen suhteen. Olisin puhunut mielelläni pidempäänkin, mutta tässä varmaan tulivat lyhyet vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin, joita minulle esitettiin kolmesta erittäin tärkeästä aiheesta. Kiitoksia puhemies. Danke, Oikein paljon kiitoksia teille, arvoisa herra varapuheenjohtaja yhteiskeskustelu päättyy täten tähän. Jatkamme 14.15. Hyvää ruokahalua!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

Hyvää päivää, hyvät kollegat. Jatkamme istuntoa. Ensin muutama ilmoitusasia. Ekonin suosituspäätökseksi ei vastalausetta täytäntöpanosäännön osalta, joka ilmoitettiin eilisen istunnon aluksi. Vastalauseita ei ole esitetty 24 tunnin sisällä, joten suositus on näin hyväksytty ja se lisätään hyväksyttyjen tekstien joukkoon ja lukaistaan. Ennen kuin lähdemme keskusteluun, kerron tämän aamuisen äänestyskierroksen tulokset ja vaan toisen äänestyskierroksen. Ensimmäisen äänestyskierroksen tulokset. Humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja siirtolaiskriisi. Tarkistus 1 hylätty. Tarkistus 2 hylätty. Tarkistus 3 hylätty Ja sitten kattava EU-politiikka, jolla estetään rahanpesu ja terrorismin rahoitus, komission toimintasuunnitelma ja muut ajankohtaiset kehityksen kulut. Tarkistus 1 hylätty, kohta 3 ensimmäinen osa hyväksytty, kohta 3 toinen osa hyväksytty, kohta 3 kolmas osa hyväksytty, tarkistus 6 ensimmäinen osa hylätty, tarkistus 6 toinen osa hylätty, tarkistus 14 hylätty, tarkistus 15 hylätty hyväksytty. Kohta 6 ensimmäinen osa hyväksytty. Kohta 6 toinen osa hyväksytty. Kohta 6 kolmas osa hyväksytty. Kohta 8 ensimmäinen osa hyväksytty. Kohta 8 toinen osa hyväksytty. Kohta 9 hyväksytty. Kohta 13 1 hyväksytty. 13 2 hyväksytty. Tarkistus 2 hyväksytty. Tarkistus 16 hylätty. Kohta 18 hyväksytty. Tarkistus 7 hyväksytty Kohta 23, 1 hyväksytty, 23, 2 hyväksytty, tarkistus 3 hylätty, tarkistus 8 hylätty, 24 ensimmäinen osa hyväksytty, 24 2 hyväksytty, 24 3 hyväksytty, 27 1 hyväksytty, 27 2 hyväksytty, tarkistus 9 hylätty, tarkistus 10 hylätty, 30. Yksi kohta hyväksytty, kohta 30 toinen osa hyväksytty, 11d, hy, tarkistus hylätty, tarkistus 12 hylätty, tarkistus 13, 1 hyväksytty, 13, 2 hy, hylätty, 40 ensimmäinen osa, toinen ja kolmas osa. On näin käsitelty, tarkistus 4 hylätty, jäljentosan kappale K hyväksytty ja tarkistus 5 hyväksytty. Nyt siirrymme toiseen äänestyskierrokseen. Äänestytettävät tekstit nähdään esityslistasta ja ensin edustaja Gusmao saa puheenvuoron artiklan 159.4 mukaan työllisyyspoliittisten suuntaviivojen osalta. Edustaja Gusmao saa kahdeksi minuutiksi puheenvuoron. 14.30-15.45 äänestyskierros avataan. Samaa äänestysmenettelyä käytetään kuin tänään aamulla. Edustaja Kusmaa. Puista. Missä hän onkaan? Obrigado, senhora presidente. Ehm, a crise do COVID-19. Kiitos puhemies. COVID-19 kriisi on ollut sellainen kriisi, joka on vakavasti vaikuttanut kansanterveyteen. Ja ymmärrämme, että tällä on myös sosiaalisia ja taloudellisia valtavia vaikutuksia. Näin ollen työllisyyspolitiikan suuntaviivoja käsittelevä mietintö tänä vuonna sisältää aivan erityisen vastuun. Tarkoitus on löytää vastauksia tähän sosiaaliseen ja taloudelliseen kriisiin, jonka nyt joudumme kokemaan, ja se vain pahenee tulevina kuukausina. Näin ollen on hyvin tärkeää, että vaikkakin poliittisissa ryhmissä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten työmarkkinat toimivat ja miten työllisyyspolitiikan tulisi toimia, olemme kaikesta huolimatta onnistuneet pääsemään konsensukseen tästä laajasta kysymyksestä. Haluamme tukea sellaista politiikkaa, joka on oleellisen tärkeää, jotta voimme suojella niitä, joilla on työpaikka. Haluamme tukea myös julkisia palveluja ja sosiaalipolitiikkaa niin, että ne, jotka äh, joutuvat työttömäksi, saavat myös suojaa. Haluaisinkin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä ja myös kompromissin hengestä. Tämän ansiosta olemme saaneet tuloksen aikaan ja olemme saaneet esimerkiksi EAYltä jo laajaa tukea. Euroopan parlamentin suuri panos on tärkeää, jotta voimme toteuttaa sitä strategiaa, josta olemme useaan otteeseen tässä salissa puhuneet, ja jotta strategia on mahdollisimman osallistava ja ketään ei jätetä jälkeen. Tämä on se henki, jonka mukaisesti meidän tulisi toimia tässä mietinnössä. Kiitos. Kiitos teille kollega Kusmao. Kuten sanoin, äänestys 14.30.15.45, Sama äänestysmenettely kuin tänään aamupäivällä. Toinen äänestyskierros on nyt avattu voitte äänestää kello 15.45 asti. 18.15 kerrotaan äänestysten tulokset. Siirrytään keskusteluihin. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla on suullisesti vastattava kysymys komissiolle aiheena kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia. Viittaisin siihen, että tämän keskustelun aikana kuullaan ryhmien edustajien puheen Edus, ryhmien edustajia, mutta sinisiä kortteja ei hyväksytä eikä käydä keskustelua ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Spiraki. Kiitoksia kovasti, puhemies. Toivottavasti komissiokin on läsnä, vai onko? Ehkä meidän täytyy vielä odotella jokin tovi, jos mahdollista. Odottelemme pari minuuttia. Kiitoksia kovasti.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

Right, thank you very much for your... No niin, kiitos oikein paljon käsivällisyydestänne ja tervetuloa tänne komission jäsen. Ensin kuulemme siis kollega Spirakki, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti, puhemies, arvon komissaari. Tämän päätöslauselman myötä parlamentti pyytää komissiota etenemään kestävän kemikaalistrategian parissa. Kemikaaleja on kaikkialla elintarvikkeissa, vedessä, kosmetiikassa, vaatteissa, ilmassa, jota hengitämme. Toisin sanoen ne vaikuttavat meidän päivittäisen elämämme kaikkiin ulottuvuuksiimme. Siksi meidän täytyy parantaa kuluttajan suojaa ja ympäristön suojaa. Tästä syystä me pyydämme, että vaaralliset aineet – korvataan turvallisilla vaihtoehdoilla, kun se on mahdollista. Ja pyydämme komissiota ottamaan huomioon hormonaalisia haitta-aineita sisältävät aineet, niiden aiheuttamat riskit. Meillä on erittäin kunnianhimoinen tavoite. Me haluamme saman turvastandardin koko maailmalle. Ekan tulisi ottaa huomioon kauppapolitiikka ja pitää huoli siitä, että kemian kemikaaliturvallisuus vastaa EUn standardeja myös rajojen ulkopuolella niin, että meillä on tasainen peli, pelikenttä. Tällainen lähestymistapa mahdollistaa sen, että teollisuus voi toimia yhdenmukaisella tavalla ja tämä strategia antaisi myös riittävästi aikaa tuottajille, jotta jotta ne voivat luoda turvallisia toimivia tuotteita niin, että samalla suojataan talous. Tähän tarvitaan tietysti rahoitusta niin, että voidaan kiihdyttää innovaatioita, turvallisten vaihtoehtojen keski, keksimistä. On tärkeää myös se, että annetaan kannustimia älykkäiden testausmetodeiden kehittämiselle – mutta kaikkihan ei tietenkään riipu tästä parlamentista eikä Brysselistä ja Brysselin poliittisesta tahdosta. Ja sen vuoksi meidän täytyy myös parantaa lainsäädännön täydentävyyttä niin, ja sitä, että jäsenvaltiot täytäntöönpanevat täysin sen lainsäädännön, jota meillä jo nyt on, niin että saamme aikaan kilpailukykyisen eurooppalaisen markkinan. Tähän liittyy kolme virastoa. Ne ovat meille kriittisiä liittolaisia, EKA, EFSA ja EMA. Ensinnäkin meidän täytyy välttää sitä, että näiden kolmen viraston toiminta on päällekkäistä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että niiden rahoitus on riittävä. Niille täytyy antaa lisävaroja. Lopuksi haluaisin puhua siitä, että tämän, tähän kemikaalistrategiaan täytyy liittää kaksi seikkaa, jotka liittyvät vihreään diiliin. Toinen on vihreys, toinen on digitaalisuus. Tarvitsemme yhteen toimivan EU-laajuisen kemikaalien turvallisuutta koskevan alustan, johon sääntelijät, tutkijat ja kansalaisetkin pääsevät käsiksi. Haluan vielä kertaalleen kiittää tästä puheenvuorosta, hyvät kollegat. kestävän kemian strategian tulisi johtaa siihen, että saamme vaarattomamman maailman tuleville sukupolville sellaisille, sellaisen maailman, jossa kemikaalit aiheuttavat vähemmän haitallisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisille. On tärkeää, että että kaikki ne tuotteet, joita myydään Euroopan unionissa, noudattavat samoja normeja. Kaikkihan tämä vaikuttaa meidän terveyteemme. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puhemies. Arvoisat jäsenet, hyvät kollegat. Tämän päivän keskustelu ja huomenna hyväksytty kestävä päätöslauselma, joka koskee kestävää kemikaalistrategiaa, on erittäin oikea-aikainen. Haluaisin kiittää siitä, että saan mahdollisuuden vastata niihin kysymyksiin, joita esititte suullisessa kysymyksessänne. Ja samalla voin päivittää hiukan sitä, missä strategian kanssa mennään tällä hetkellä. Kuten komission työohjelmassa vuodelle 2020 sanottiin, päivit, olemme päivittäneet kemikaalistrategiaa koronakriisin alla ja me työstämme nyt uudistusta kolmannelle neljännekselle ja toivomme, että sen päättyessä saadaan uusi strategia aikaiseksi. Valmistelutyö on siis edelleen käynnissä. Varmasti ymmärrätte siis sen, että se tieto, jota voin tänään antaa, on melko yleisellä tasolla. Enkä voi vielä lähteä kommentoimaan yksityiskohtia tulevassa strategiassa – Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia on tärkeä osa vihreän kehityksen ohjelmaa ja yksi tärkeä prioriteetti minun salkussani tänä vuonna. Kun vihreän kehityksen ohjelma hyväksyttiin viime vuoden joulukuussa, olimme kaikki samaa mieltä. Samaa mieltä siitä, että tarvitsemme ympäristön, joka ei ole toksinen meille. Myrkytön ympäristö siis. Ensinnäkin pitäisi suojella sekä kansalaisia että ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta paremmin. Lisäksi pitäisi tukea innovaatioita, jotta voidaan kehitellä turvallisia ja kestäviä vaihtoehtoja. Tämä kahtalainen tavoite on ollut meille tärkeä valmistelutyön alusta asti. Ja alusta asti on myös selkeästi osoitettu, että pitää voida paremmin yhdistää turvallisuus, ympäristön suojelu ja kilpailukyky. Kaikkien sidosryhmien pitää tehdä läheistä yhteistyötä. Tämä koskee totta kai myös komissiota, minun yksikköäni, minun tiimini ja minä teemme tätä työtä hyvin läheisessä yhteistyössä monien pääosastojen, kabinettien ja komission jäsenten kanssa. Tämä on hyvin horisontaalinen aihe. Arvostan sitä, että päätöslauselmassa, jonka te huomenna hyväksytte, myös toteatte sen, että kemikaaleilla on tällainen horisontaalinen luonne. Painotatte sitä, että on tarpeen toimia, jotta kemikaaleja voidaan käyttää turvallisesti ja kestävällä tapaa. Mutta samalla mainitsette sen, miten tärkeä kemikaaliala on, jotta voidaan päästä erilaisiin tavoitteisiin, kuten nollapäästötavoitteeseen, ilmasti, ilmastoneutraaliuteen, energiasiirtymään ja siihen, että edistetään energiatehokkuutta ja edistetään myös kiertotaloutta. Haluaisin jo tällä hetkellä teitä kiittää. Kiittäisin teitä siitä työstä, ponnistelusta, jonka tuloksena tämä päätöslauselma saadaan aivan oikea-aikaisesti, kuten sanoin. Kun tämä on hyväksytty, tutkimme sitä hyvin tarkkaan ja otamme sen huomioon, kun saatamme päätöksen kemikaalistrategiamme tulevien viikkojen aikana. Totta kai otamme huomioon myös yli 400 kommenttia, joita olemme saaneet sidosryhmiltä ja kansalaisilta koskien kemikaalistrategian tiekarttaa, joka julkaistiin 9. päivä 5. Palautetta voitiin antaa kesäkuun 20. päivään asti. Nyt muutama tekijä vielä meidän tulevasta kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta. Strategia perustuu eri aloitteisiin, joita on aikaisemmin tehty EUn kemikaalilainsäädännössä ja erityisesti toiseen REACHin uudelleen tarkastelun vuodelta 2018. Kemikaalilainsäädännön terveystarkastus vuodelta 2019 on myös taustalla. Samoin kuin sisäeritysjärjestelmän häiritsijät. Ja se yhteys, mikä on kemikaalisten tuotteiden ja vuoden 2018 jätelainsäädännön välillä. Jotta päätavoitteeseen päästään strategiassa keskitytään lähinnä viiteen tekijään – Ensinnäkin vahvistetaan lainsäädäntöä, jotta voidaan suojella terveyttä ja ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta. Vaikka EU:ssa on kemikaalilainsäädännössä saatu paljon aikaiseksi, tarvitaan nyt lisätoimia, jotta voidaan paremmin suojella erityisesti haavoittuvaisia ryhmiä ja katsoa, minkälaisia yhteisiä yhteisvaikutuksia kemikaaleilla voi olla esimerkiksi hormonihäiritsijöillä. Lisäksi kilpailukyvyn tukeminen – turvallinen, kestävä tuotanto ja kemikaalien käyttö on saatava yhdistettyä. On huolehdittava siitä, että voidaan hyötyä EUn kilpailukyvystä ja innovatiivisuudesta. Vankka EUn teollisuus on meille tärkeä asia, jotta EU voi olla mukana tukemassa kestävyyttä globaalisti. Lisäksi meidän täytyy tukea elpymismahdollisuuksia talouskriisistä – kriisin sietokyky on tärkeä ja se, että keskeisiä kemikaaleja on meillä Euroopassa esimerkiksi terveysalalla. On ajateltava digisiirtymää, ilmastonmuutosta ja kiertotaloutta nolla päästötavoitetta. Lisäksi nykypuitteiden virtaviivastaminen olisi tärkeää. Meidän lainsäädäntömme on kaiken kaikkiaan melko sopivaa, mutta kuitenkin melko monimutkaista ja joskus vähän liian hidasta käytännön toimia ajatellen. Tämä on tärkeää sekä viranomaisille että sidosryhmille. Meillä on mahdollisuus rationalisoida ja yksinkertaistaa. Näin voidaan toimia tehokkaammin. Esimerkiksi niin, että siirrytään kohti tätä periaatetta, että yhdellä tuotteella on yksi arviointiprosessi. Huono täytäntöönpano luo pullonkauloja – koska näin ala ei voi käyttää tätä potentiaalia Neljänneksi pitää lisätä tietoisuutta siitä, mitä vaikutuksia kemikaaleilla voi olla terveyteen ja ympäristöön. Myös tiedon jakaminen on tärkeää. Tiedon, jota voidaan käyttää sääntelyn rakentamiseen, mutta myös kuluttajien informoimiseen. Yksi tärkeä seikka on vaarallisten aineiden kierrättäminen välittäminen ja seuranta, jotta voidaan huolehtia turvallisesta kiertotaloudesta. Lisäksi on tärkeää, että EU yhä enemmän on standardien osalta edelläkävijä, vahvistaa kansainvälisiä standardeja ja tukee kolmansia maita turvallisen tuotannon ja kemikaalien käytön osalta – kun tämä uusi strategia hyväksytään komission kollegiossa, tietenkin mielelläni tulen esittelemään sen teille. Ja tällä hetkellä jo odotan mielenkiinnolla yhteistyötämme, koska työ ei tietenkään pääty siihen, että strategia hyväksytään, vaan ihan päinvastoin. Tältä erää haluaisin kiittää teitä huomioistanne. Mielelläni kuulen nyt poliittisten ryhmien kantoja. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Puheenvuoron saa ensin kollega Weiss. EPP-ryhmän nimissä minuutti. Klimaet og øh, miljøet kan snart ikke mere. Samtidig Ympäristö ei voi enää odottaa. Maailman väestö kasvaa joka kuukausi ja EU:ssa meillä on edessämme erityisen tärkeä tehtävä. Meidän täytyy suunnitella kestäviä tuotteita. Komission on ymmärrettävä se, että nyt meillä on tämä vihreän kehityksen ohjelma ja EPP ei ole unohtanut sitä, mitä olemme siinä luvanneet. Meillä on päätöslauselma, jossa vaaditaan komissiota toteuttamaan kestävyyttä edistävää kemikaalistrategiaa. Me haluamme nopeutetun rekisteröintimenettelyn, kun kyse on esimerkiksi tuholaismyrkyistä kasvinsuojeluaineista, aivan erityisesti. Tätä kautta voisimme päästä kestävämpiin tuotteisiin. Sitten meillä on hyvin kallis järjestelmä äh, rekisteröinnin suhteen. Se ei kuitenkaan ole koko Euroopan äh, etujen mukainen. Ja tässä täytyisi luoda todellinen pikakäsittelyväylä. Sitten meidän täytyy huomioida myös viljelijöiden odotukset, jotta hekin voisivat ottaa huomioon ympäristön haasteet. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on Maria Areena, puolitoista minuuttia. Tiedon annossaan komissio on ilmoittanut nolla saastuttamistavoitteen ympäristölle – Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ymmärtävät, että altistuminen vaarallisille kemikaaleille on suuri riski ja altistumme sadoille aineille. Euroopan parlamentti lähettää selkeän ja kunnianhimoisen viestin, eli että lainsäädäntöä täytyy noudattaa sataprosenttisesti ja täytyy myös tarvitaan myös uutta lainsäädäntöä. Ympäristön kannalta vahvat toimet ovat tärkeitä. Me emme saa kaihtaa vastuutamme. Haluamme, että terveys menee talouden e, edelle. Mikä on tällainen pysyvä kemikaali? Me tarvitsemme selkeät kriteerit Tällä hetkellä hän teollisuus hyvän määritelmän puuttuessa viherpesee toimintaansa. Tällainen pysyvä kemikaali on kemikaali, joka haittaa biodiversiteettiä ja kansanterveyttä meidän täytyy vähentää altistumista kemikaaleille siten, että että otamme näiden pysyvien kemikaalien paikalle turvallisia vaihtoehtoja. Täytyy muistaa, mitkä ovat ympäristö- ja yhteiskunnan kustannukset, jos me emme näin tee. 550 miljardia euroa vuodessa on terveyden hinta. Mm, kannattaisi korvata nämä vaaralliset kemikaalit mahdollisimman nopeasti turvallisilla vaihtoehdoilla. Merci beaucoup. Äh, die Kollegin Arena. Kiitos paljon. Edustaja Arena SJD-ryhmän nimissä, Renew-ryhmän nimissä, kollega Riis. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen, meidän päätöslauselmamme määrittelee tavoitteen kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian suhteen. Komissio tätä meille esittelee sitten vielä ennen vuoden loppua. Meillä on yhteisiä tavoitteita. Haluamme vahvistaa kansanterveyden suojaa ja ympäristön suojelua 71 prosenttia kemian alan tuotteista, jotka valmistetaan EU-ssa, luokitellaan vaarallisiksi. Tässä meillä haastetta riistää. Me olemme saaneet tiedon siitä, että komissio haluaa vahvistaa lainsäädäntökehystä. Tämä on hyvä uutinen, toteutuu Reachin kautta. Me tarvitsemme samankaltaisten tuotteiden ryhmittelyä, jotta eurooppalaiset virastot voisivat kemian alan tuotteita arvioida – Tämän logiikan tulisi toimia myös silloin, kun haluamme rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä. Esimerkiksi ftalatteja on esimerkiksi leluissa ja niitä äh, sallitaan käytettävän muualla Euroopan ulkopuolella. Me haluamme riskinhallintaa ja kriteereitä. Totta kai meidän täytyy Euroopassa suojella myös äh, hormonihäiritsijöitä vastaan, jatkuvasti ihmiset altistuvat raskasmetalleille ja esimerkiksi liuottimille. Sitten meillä meidän on tehtävä kiireellisesti työtä perfluorattujen yhdisteiden sääntelemiseksi. Niitä löytyy erinäisistä, erinäisistä tuotteista, ne ovat pitkään säilyviä ja ne muodostavat todellisen uhan terveydellemme. Unionin on päästävä eteenpäin niin, että nämä lähes lähesulkoon 5000 tuotetta pikkuhiljaa saadaan pois käytöstä. Viime joulukuussa Hollannin hallitus halusi viedä keskustelua eteenpäin neuvostossa. Eli kyllä meillä on tässä mahdollisuuksia ja niihin on tartuttava. Merci beaucoup. Kiitos paljon ryhmän nimissä. Kollega Tavalieri, minuutti. Sì, grazie. Io in realtà intravedo di... Kiitoksia. Minäkin haluan puhua tästä strategiasta. Jos katsotaan, mitä konkreettisia tuloksia ympäristölle halutaan, niin haluamme tietenkin erinomaisen kemikaalisuojan ja turvallisuuden, mutta myös kestävää kehitystä. Ilman tällaista kestävän kemikaali, kestävää kemikaalistrategiaa saattaa käydä niin, että että me ehkä itse vähennämme kemikaaleja, mutta niitä tuodaan ulkopuolelta, Euroopan ulkopuolelta me emme saa unohtaa sitä, että monet kemian teollisuuden firmat ovat sijoittaneet tuotantoaan muualle ja tällä tavalla tuovat taas näitä samoja kemikaaleja Eurooppaan. Eli jos me emme toimi viisasti, niin me saatamme tehdä hallaa eurooppalaiselle teollisuudelle tarvitsemme sellaisen siirtymän, joka johtaa todella kestävään tuotantoon. Kiitos. Seuraavana vihreän ryhmän nimissä kollega Kiikolt minuutti. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan parlamentti ei vaadi tässä mitään muuta kuin paradigman muutosta kemikaalipolitiikassa. Meidän terveytemme kannalta tarvitsemme myrkytöntä ympäristöä ja uudenlaista kemikaaliteollisuutta. Nollatoleranssi on tarpeen. Emme halua myrkyllisiä kemikaaleja ympäristöön. Vasta tällä viikolla vielä saatiin uusia lukuja Saksasta. Joka viides lapsi, ja tämä on huolestuttavaa, Saksassa altistuu voimakkaasti kemikaaleille. Niin voimakkaasti, että jopa joka viidennellä lapsella saattaa olla pysyvää hantaa. Tästä erityisesti hormonaaliset haittaineet, kuten bisfenoli ja H on kiellettävä. Kunnianhimoinen kemikaalipolitiikka ei suojele ainoastaan lapsiamme, vaan se on myös mahdollisuus ajatellen Euroopan kemikaaliteollisuutta. Puhdas kemikaaliteollisuus on tärkeä ajatellen ihmistä ja ympäristöä, mutta myös 1,2 miljoonaa työpaikkaa voitaisiin vakauttaa tulevaisuudessa. Komission jäsen odottamme kunnianhimoista strategiaa teiltä. Kiitos. Kysyn. Kiitos. Seuraava puhuja on kollega Fjokki, e sr ryhmä Mrs. President, <clears throat> as a shadow rapporteur... Varjoesittelijänä on ikävä todeta, että en ole samaa mieltä äh, monista kompromissitarkistuksista – jos ne hyväksytään, niin asetus olisi hyvin rankaiseva erityisesti pienille ja mikroyrityksille. Olen tietoinen näistä asioista. Olen itse ollut yli 30 vuotta yrittäjä ja tunnen eh, nämä asetukset, jotka alaa säätelevät. Tässä on tiettyjä hyvinkin ongelmallisia kohtia. Halutaan muuttaa asetuksia esimerkiksi CLP- ja työturvallisuusasetuksia. Tämä aiheuttaisi raskaan, kalliin taakan yrityksille näiden kemikaalien suhteen. Ne ovat vaikeasti hoidettavissa. On vaarallista pienille yrityksille toimia tällä tavalla. Pitäisi sitten löytää parempia vaihtoehtoja hyvin lyhyessä aikataulussa. Minä uskon totta kai siihen, että vaaralliset tuotteet on kiellettävä, mutta nämä toimet loisivat valtavan kilpailullisen taakan kaikille EUn yrityksille, ennen kaikkea pienille yrityksille. Tässä on keskitytty yrityksiin, joita jo nyt säännellään ja jätetään täysin käsittelemättä se, mitä tapahtuu kodeissa. Kiitos. Viimeinen puhuja on kollega Haasekamp Kuoryhmästä puolitoista minuuttia. Yes, thank you, chair. Dear... Kiitoksia puheen, puhemies. Hyvä komissaari. On meidän oikeutemme saada elää ei-toksisessa ympäristössä. Olemme vielä kaukana siitä. Edelleenkin työntekijät EU:ssa ja muualla kuolevat aivan liian varhain koska ovat altistuneet vaarallisille kemikaaleille, muun muassa töissä tai kun palaavat töistä. Sen sijaan esimerkiksi mehiläiset, pölyttäjät kuolevat, sukupuuttoon vauvat altistuvat kemikaaleille, koska leluissa on toksisia kemikaaleja ja edelleenkin miljoonat nisäkkäät kärsivät laboratorioissa, koska niin sanottu tiede niin edellyttää. Me tarvitsemme säällistä lainsäädäntöä, jotta voimme suojella kansalaisia kaikkein vaarallisimmilta kemikaaleilta. Niitähän tuodaan edelleen muista maailmankolkista. Olen iloinen siitä, että komissio on luvannut meille myrkyttömän ympäristön. Tämän päätöslauselman myötä Euroopan parlamentti antaa komissiolle vähän kotiläksyjä. Haluamme, että strategia vastaa meidän odotuksiamme. Meillä ei ole aikaa tuhlattavana. Toivottavasti te tarjoatte meille sen myrkyttämän maailman, jota tarvitsemme. Kiitos. Ja lopuksi komission jäsen Sinkevicius saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää teitä puheenvuoroistanne ja hyvin tärkeistä näkökohdista, jotka nostitte keskustelussa esille. Ne heijastuvat myös teidän huomenna hyväksymässänne päätöslauselmassa. Olen kirjannut tarkkaan ylös nämä argumentit ja näkemykset. Me totta kai otamme ne huomioon, kun tulevina viikkoina tätä strategiaa sitten vielä viimeistelemme. Minun tavoitteena niin tälle, äh, tämän strategian suhteen on hyvin selkeä. Haluamme konkreettisen etenemissuunnitelman sen suhteen, miten kaikki osapuolet etenevät. COVID-19-kriisi on lisännyt kiireellisyyttä nopeuttaa toimia kemian alalla. Meidän on varmistettava kansalaisten suojelu talouden ja sosiaalisten kysymysten elpyminen ja tarvitaan myös strategista riippumattomuutta niiden kemianalan tuotteiden suhteen, jotka ovat tärkeitä terveyden kannalta. Tämä strategia toteutuu ensimmäisenä askeleena kohti eh, nolla eh, myrkyllisyyttä – ja saamme sitten toimintaohjelman vuonna 2021. Sitten meillä on muita täydentäviä tavoitteita vihreän kehityksen ohjelman alaisuudessa. Haluamme siirtyä kohti ilmastoneutraaliutta. Tämä on valtava osa kiertotaloutta. Strategia tukee myös muita komission tavoitteita, esimerkiksi digitaalista siirtymää, EUn kilpailukyvyn vahvistamista, syövänvastaista taistelua ja niin edelleen. tämä strategia horisontaalinen. Se vaatii kaikkien sidosryhmien mukana oloa. Näin saamme sitä menestyksen sitten konkretian tasolla. Odotan kovasti konkreettista yhteistyötä kanssanne tässä hyvin tärkeässä politiikassa. Kiitos. Oikein sydämestä kiitokset komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Äänestys on tänään ja loppuäänestys huomenna. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Neuvoston ja komission julkilausumat. Romanien integrointistrategia EU:ssa lähivuosina. Muistutan, että sinisiä kortteja ei hyväksytä eikä puheenvuoropyyntöjä puheenjälistan ulkopuolelta. Komission jäsen Dalille annan vielä vähän aikaa tässä rauhassa istuta paikoilleen. Um, Merci beaucoup à tous ceux qui nettoient et désinfectent nos, euh, nos places de travail. Kiitos kaikille niille, jotka siivoavat ja desinfioivat meidän työpisteitämme täysistunnon istuntojen aikana. Für den Rat. Ja nyt neuvoston nimessä Michael Roth, olkaa hyvä. Hochverehrte Frau. Arvoisa puhemies, arvoisat naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Kun tänään keskustelemme romanien sosiaalisesta tilanteesta, puhumme 10 tai 12 miljoonasta ihmisestä Euroopassa. Me puhumme kuudesta miljoonasta EU-kansalaisesta. Monet, liian monet heistä elää äärimmäisessä köyhyyssä ja järkyttävissä oloissa. Lähes kymmenen vuotta on jo kulunut siitä, kun sovimme romanistrategiasta. Jotkut teistä osallistuivat silloin jo tähän työhön, kun prosessi vuonna 2011 laajalla parlamentin tuella aloitettiin. Sen jälkeen, hyvät parlamentin jäsenet, on kulunut lähes kymmenen vuotta. Ja valitettavasti joudumme toteamaan, että tulokset, joita tähän mennessä on saatu aikaiseksi, ovat pettymys. Tämä on komission kanta ja tekin arvon jäsenet otitte tämän päätöslausemassanne esiin viime vuonna. Me olemme joutuneet toteamaan, että kuluu kauan, liian kauan ennen kuin sukupolvet ylittävä köyhyys saadaan poistettua ja vuosikymmeniä tai vuosisatoja jatkunut sintien ja romanien syrjintä saadaan päätökseen. Samoin on tämän myös maan edustajana, joka on fasismin aikana syyllistynyt 500 000 sintin ja romanin tuhamiseen. Kyllä, se, että tasa-arvo hallitsisi, valitsisi ja romanit saisivat osallistua kaikkien vielä pitkän aikaa. Kyllä, enemmän olisi pitänyt saada jo aikaiseksi. Ja kyllä, aivan varmasti joudumme tulevaisuudessa ponnistelemaan vielä paljon enemmän. Mutta hyvät naiset ja herrat, on meillä hyviäkin uutisia. Kuten Euroopan komissio on raportoinut, koulutuksen alalla on saatu eniten aikaiseksi. Esimerkiksi jäsenvaltiot lähtevät toimiin, jotta harvemmat romanilapset jättävät koulun kesken ja jotta useammat romanilapset pääsevät mukaan varhaiskasvatuksen piiriin ja huolehtivat oppivelvollisuudestaan. Tämä on tietenkin ratkaisevan tärkeää. Arvoisat parlamentin jäsenet, tällä vuosituhannella syrjintää, rasismia ja vihapuhetta – ei voida enää hyväksyä. Tämä menneisyyttä. Syrjintä ja mustalaisvastaisuus on saatava kitkettyä pois, jos haluamme voida katsoa itsemme peilistä, jos haluamme todella puhua aidosti tasavertaisen yhteiskunnan puolesta. Mutta tarvitsemme myös johdonmukaista poliittista strategiaa, jolla sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta vastaan voidaan taistella. Äärimmäinen köyhyys monien sukupolvien ajan johtaa heikkoon asemaan koulutuksen, terveyden, asunnon ja työpaikkojen osalta. Tarvitsemme lopulta sellaisen konseptin, joiden, jonka kautta kaikki nämä alat voidaan ottaa käsittelyyn kerralla. Ainoastaan näin syrjäytymisen kierre saadaan loppumaan. Tietenkin myös romanien edustajien pitää voida osallistua tähän prosessiin, mutta ei jossain tuolla syrjässä, vaan todella tasavertaisina, tuomitsematta, kunnioittain. Jos ihmisillä ei ole mahdollista saada terveydenhoitoa, käydä koulua tai ei ole ihmisarvoista asuntoa tai työpaikkaa, miten tällainen ihminen voi täytäntöpanna unelmiaan ja käyttää potentiaaliaan yhteiskuntamme eduksi? Terveyskysymys on korona-aikoina erityisen hankala romanien pitäisi, kuten kaikkien muidenkin, saada tasavertainen mahdollisuus saada perusterveydenhoitoa ja erityislääkäripalveluita. Jos ajatellaan uusia aloitteita, joita komissio on ilmoittanut lokakuulle. Haluaisin teitä Euroopan parlamentissa kiittää. Kiitos siitä, että jatkuvasti otatte tämän kysymyksen esityslistallenne. Näin te olette mukana – ja olitte vaikuttamassa jo vuonna 2011 siihen, että saatiin kymmenvuotiset strategiapuitteet liikkeelle. Mutta viime vuosina olette myös jatkuvasti muistuttaneet meitä siitä, että tämä on todella tärkeä aihe edelleen. Arvoisat parlamentin jäsenet, osakomission jäsen, kuvitelkaa romani lapsi, joka syntyi samana vuonna, kun romanistrategian puitteet hyväksyttiin ensimmäistä kertaa, siis vuonna 2011. Se oli toivon vuosi. Silloin oli suuria suunnitelmia ja ajateltiin, että tästä syntyi paljon hyvää Sintia yhteisölle. Tänä päivänä kyseinen lapsi olisi yhdeksän vuoden ikäinen. Valitettavasti voidaan olettaa, että tällä lapsella ei ollut samoja mahdollisuuksia, joita pidämme monet meistä aivan itsestäänselvinä. Me toivomme niitä lapsillemme ja lasten lapsillemme. Äärimmäinen köyhyys, rasismi, syrjintä, sosiaalinen syrjäntyminen eivät ole ainoastaan iskulauseita, vaan surullista realiteettia ihan keskellä Eurooppaa. Meidän joukossamme kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Epäreiluja esteitä – joita monet romanit joutuvat kohtaamaan, eivätkä voi siksi elää ihmisarvoista elämää. Meidän on siis ajateltava tätä tällä välin yhdeksänvuotiaasta lasta. Ajatellaan kuutta miljoonaa Euroopan unionin kansalaista sekä aikuisia että lapsia, tyttöjä, naisia ja miehiä. Mitä tulevaisuuden näkymiä näillä ihmisillä on tulevina vuosina? Me emme saa jättää heitä yksin. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat yhdessä ponnistellut, jotta voitaisiin osallistaa Romania Euroopan tasolla. Olemme liittolaisia tässä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä liittoma jatkuu. Jäsenvaltioilla on avain kompetenssia tässä, mutta meillä Euroopan unionin toimieliminä on mahdollisuus auttaa, jotta saada kuljettua tämä hankala tie onnelliseen loppuun. Onneksi meillä on myös EU-lainsäädäntöä, joka estää kaikkien etnisten vähemmistöjen syrjinnän, myös romanien. Arvoisat parlamentin jäsenet, tämä on nyt ratkaiseva vuosi, kun puhutaan romanien osallistamistrategiasta. Pahoin, pahoin pelkään, että tämä yhteisö on liian usein kuullut tämän. Nyt ei ole kyse enää käynnistä puheista, vaan toimista – Mielelläni meillä oli tutustun pakettiin, jota komissio valmistelee nyt, ja me teemme kaikkemme, jotta meidän puheenjohtajakaudellamme tämä paketti saadaan myös hyväksyttyä. Toivon, että voimme kaikki saada voimaa eurooppalaisista arvoista, oikeudenmukaisuudesta ja solidaarisuudesta – Eurooppa on ollut union tulevaisuudessakin solidaarisuuden unelma, vapauden arvon ja tasavertaisuuden. Ennen kaikkea myös sintien ja romanien asemaa ajatellen. Tänään ajattelemme erityisesti heitä. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Sydämelliset kiitokset neuvoston edustaja Roth komission nimissä komission jäsen Dalli. Thank you. Kiitoksia kovasti ministeri Roth tästä erittäin lämpimästä johdannosta tähän tärkeään keskusteluun. Arvon jäsenet, kiitoksia teille siitä, että otitte romanien osallistamiseen tämän päivän esityslistalle. Haluan kiittää teitä kaikkia, Jarogaa, Romeo France, Frantsia ja Peter Polakkia erityisesti siitä näkyvyydestä, jota te annatte romaani yhteisölle. Olette tehneet kaikki väsymättömästi työtä romanien puolesta. Myös tämän keskustelun järjestäminen on osoitus siitä. Haluan myös toistaa kiitokseni läsnä oleville jäsenille – siitä, että olette väsymättömästi edistäneet tätä romanien osallistamisen asiaa. Haluan ensinnäkin siteerata Merkeliä, kun hän puhui tässä parlamentissa eilen. Hän sanoi, ihmis- ja kansalaisoikeudet ja ihmisarvo ovat jakamattomia. Yksilön vapaus henkilökohtainen, poliittinen ja sosiaalinen kehitys, syrjimättömyys ja tasa-arvo. Tasa-arvo, jota, josta ei vain puhuta, vaan joka myös toteutuu. Nämä asiat ovat poliittiset ja eettiset perusteet, ne oikeudet, jotka joita on sovellettava kaikille. Ne, niitä ei sovelleta joillekin enemmän ja joillekin vähemmän, eikä niitä sovelleta joillekin aina ja joillekin joskus. Niitä sovelletaan kaikille. Tämä on Euroopan lupaus, se lupaus, joka meidän täytyy taata. Eli että kansalaiset voivat olla aidosti vapaita, voivat elää uskonnollisten, kulttuuristen, poliittisten vakaumustensa mukaisesti ja voivat elää hyvää elämää, onnellista elämää. Joten hyvät jäsenet, tässä kerroin, mitä Merkel sanoi, ja kun pidämme tämän mielessämme ja sydämessämme, niin toivottavasti kuuntelette seuraavaa, mitä nyt sanon tämä mielessänne. Kuten tiedetään, romanit elävät hyvin syrjäytyneissä yhteisöissä, he ovat hyvin haavoittuvaisia ryhmiä ja myös korona on iskenyt heihin pahiten. Pitkään jatkunut syrjiminen, tasa-arvottomuus ja ylipäänsä sortaminen on yhä näkyvämpää. Komissio on tietoinen tästä asiasta – me olemme esittäneet useita tiedonantoja ja olemme tehneet kaikkemme voidaksemme toimia tämän asian suhteen nopeasti. Olemme jatkuvasti valppaina ja puutumme asioihin aina kun se on tarpeen omien vastuudemme ja velvoitteidemme puitteissa. Komissio on alusta saakka, äh, siis kriisin äh, alusta saakka yhdessä Skirja ja Schmidtin kanssa mm, äh, komissio on kirjoittanut kirjeen jäsenvaltioille, joka koskee toimia, joita tulisi kohdentaa kaikkein haavoittuvimpiin ryhmiin koronaviruksen ikeessä, mukaan luettuna romanit. Ja olemme myös antaneet välittömiä vastauksia kriisiin, jolla olemme auttaneet muun muassa romaneja. Ne, jotka eivät ole haavoittuvaisimpia, heidän tulisi auttaa niitä, jotka ovat, jotta nämä eivät joutuisi kantamaan pahinta taakkaa. Romanit ovat joutuneet kärsimään tämän kriisin taloudellisista ja terveydellisistä vaikutuksista joissain jäsenvaltioissa ja olen todella pahoillani joutuessani sanomaan tämän romaaneja on pidetty ikään kuin julkisena kansanterveysriskinä tämän kriisin aikana. Tämä on häpeällistä. Pandemia toi esiin ja korosti sitä, kuinka syvälle juurtunutta on syrjiminen ja viha näitä yhteisöjä kohtaan. Euroopan komissio tuomitsee vahvasti kaikenlaisen leimaamisen eh, taikka romaanien laittamisen syntipukeiksi. Kaikki tämä on EUn arvojen vastaista ja meidän demokratiamme perusperiaatteiden vastaista. Euroopan unionilla on laillisesti sitovia välineitä torjua syrjintää, muun muassa etniseen alkuperään tai rotuun perustuvaa syrjintää. Kun torjumme tietynlaista rasismia ja xenofobiaa, niin se on yksi väline torjua myös vihapuhetta ja vihatoimintaa. Tasa-arvodirektiivi kieltää rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän. Romanit vähemmistönä kuuluvat suojeltuihin kategorioihin ja meillä, meidän velvollisuutemme on toteuttaa näitä meidän lakejamme, mutta me tiedämme myös, että laki on yksi asia. Ja toinen asia on se, kuinka tehokkaasti laki vaikuttaa ihmisten elämään. Siksi meidän täytyy toimia paljon tehokkaammin kuin tähän saakka. Me valvomme jatkuvasti sitä, kuinka jäsenvaltiot noudattavat direktiiviä. Me tällä hetkellä on meneillään kolme rikkomusmenettelyä jäsenvaltioita vastaan. Ne liittyvät romanilapsien segregaatioon valtavertakouluista ja siihen, että romanilapsia on erilaisilla tarkkailuluokilla tai apukouluissa aivan kohtuuttoman paljon. Tämä tilanne täytyisi saada loppumaan. Me emme saa arkailla uusien rikkomusmenettelyiden aloittamista, jos siihen on tarvetta. Jos halutaan päästä eroon syrjimisestä, niin se edellyttää kattavaa lähestymistapaa ja sitoumusta. Kuten olen sanonut, niin me valmistelemme kunnianhimoista 2020 vuoden jälkeistä strategiaa, joka liittyy romanien osallistamiseen ja osallistumiseen aina vuoteen 2030 saakka. Tämä heijastelee myös niitä uusia tarpeita, jotka juontuvat koronaviruksesta, siitä miten se on vaikuttanut syrjäytyneisiin ryhmiin. Myöhemmin tänä vuonna aion esittää uuden aloitteen, meidän tavoitteenamme on saada vahva, kunnianhimoinen, kaiken kattava strategia. Minä uskon vakaasti siihen, että kun rakennamme vuoden 2020 2011-2020 puitteiston arvioinnin varaan, niin saamme parempia keinoja torjua mustalaisten romanien syrjintää ja samalla edistää sosiaalista osallistamista. Meidän täytyy ottaa huomioon romanien monimuotoisuus ja äh, toimia kumppanuudessa romaniyhteisöjen kanssa, romanien kansalaisyhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan ja kaikkien sidosryhmien kanssa. Meidän täytyy keskittyä siihen, että tasa-arvo toteutuu ja osallistaminen toteutuu kaikessa politiikassa. Meidän täytyy parantaa tilanteen valvontaa, tietojen keruuta. Meidän täytyy valvoa kehittymistä selkein tavoitteen ja indikaattoreiden, indika, indikaattorein, jotta voimme varmistaa sen, että politiikka on tehokasta. Tämän pandemian suoranaiset vaikutukset ja seuraukset romaniyhteisöön ovat vain korostaneet sitä, kuinka kipeästi tarvitsemme uutta sitoumusta, uudistettua sitoumusta, niin että kaikki sidosryhmät toimivat yhdessä, jotta romanit saavat apua. He tarvitsevat meidän kaikkien väsymätöntä äh, sitoumusta ja kovaa työtä. Uskon, että yhdessä voimme tehdä paljon voidaksemme muuttaa ja parantaa yhteiskuntaa, yhteiskuntia. Yhdessä voimme saada aikaan enemmän. Enemmän osallistumista ja osallistamista, enemmän tasa-arvoa, enemmän oikeutta, enemmän osallistumista niin, että romaniyhteisöt voivat elää tasapuolisesti, tasa-arvoisina yhteiskunnassa. Kiitos oikein paljon komission jäsen. EPP-ryhmän nimissä puheenvuoron saa kollega Polak. puolitoista minuuttia. Pekne za slovo, vážení vážená pani komisárka. Je na čase priznať... Kiitos puheenvuorosta. Hyvät kollegat, nyt on varmasti hyvä myöntää, että kahden edellisen ohjelmakauden aikana saatiin vain pientä edistystä aikaiseksi verrattuna – rahoitusvaroihin. Lokakuussa on tarkoitus saada uusi ehdotus romanistrategiaksi vuoteen 2030 asti. Aloitteessa pitää keskittyä tulokseen ja katsoa, miten voidaan tehokkaasti toimia näiden varojen turvin. Tarvitsemme konkreettisia tuloksia. Monissa jäsenvaltioissa yhä uudestaan syntyy kansantalouden ongelmia. Pitää varmasti keskittyä niihin jäsenvaltioihin, joissa romaaniväestö on melko suurta. Ja vielä nykyään edet, eletään surullisissa oloissa, surkeissa oloissa ilman juomavettä esimerkiksi. Joten meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä olot paranevat. Kaikkien toimien kautta romanit ovat eurooppalaisia kansalaisia. Heissä on valtavasti potentiaalia joka jää nyt toteutumatta. On myönnettävä, että romanit kärsivät syrjinnästä poliisinkin toimista. Minulle on ollut pettymys, että jotkut ryhmät mielellään puhuvat ihmisoikeuksista, mutta estivät kuitenkin yhteisen päätöslauseman hyväksymisen, vaikka esimerkiksi tuetaan Yhdysvalloissa afroamerikkalaisten syrjintään puuttuvaa päätöslauselmaa. Meidän on vastusteltava tätä ihan Euroopassa. Kiitos. edustaja Pollakille. Ja sitten Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän nimissä puhuu edustaja Evin Insir. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Fru talman. Arvoisa puhemies, on aivan selvää, että liian monissa EU-maissa ei noudateta artiklaa kaksi sopimuksessa kaikissa oloissa. Romanit Euroopassa ovat liian pitkään olleet syrjittyinä, painostettuna kaikissa yhteiskunnan osissa. Syrjintä on työmarkkinoilla, syrjintä on asuntomarkkinoilla, syrjintä on kuulussa ja yhteyksissä eri viranomaisiin – nuoria, vanhoja, naisia, kaikkia syrjitään ja covid-kriisi on tuonut esiin näitä heikkouksia. Jo heikossa asemassa olevat ryhmät ovat kärsineet erityisesti. Tämä koskee erityisesti väestöä. Nyt tämä saa riittää. Syrjintää vastaan on taisteltava. Syrjinnästä on päästävä eroon demokraattisissa, vapaissa, tasavertaisissa yhteiskunnissa ei voi sallia syrjintää. Se, mitä olemme tehneet tähän mennessä, ei riitä. On totta kai tärkeää, että meillä on strategioita, mutta tarvitsemme tavoitteita, joita voidaan mitata. Pitää siirtyä sanoista tekoihin ja suunnittelusta täytäntöönpanoon. Kiitos. Tack så mycket, fru Insir. Ja seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron uudistuva Eurooppa-ryhmän puhujalle Anna-Julia Donatille. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä az elmúlt évtized romapolitikájának köszönhetően generációkat vesztettünk el a kohéziós alapokat ugyanis nem csökkentették az emberek. romanipolitiikka on johtanut siihen, että meillä on menetettyjä sukupolvia Euroopassa, koska romani-strategia ei ole auttanut siinä, että romanien syrjintä olisi loppunut ihan päinvastoin. Edelleen lapset ovat sellaisessa tilanteessa, että romanilapset eivät pääse köyhyydestä eroon Tämä on menetys meidän kaikkien kannalta. Se, että lapset erotetaan eri ryhmiksi kouluissa, se, että romania syrjitään työmarkkinoilla, nämä asiat johtavat tilanteeseen, jossa sadolla tuhansilla ei ole työmahdollisuuksia Euroopassa. Koko yhteiskunta näin köyhtyy ja kaikkien jäsenvaltioiden kilpailukyky kärsii tästä syystä. Strategian kautta voidaan toivoa, että kaikki muuttuu, mutta nämä ongelmat eivät ratkea itsestään. Strategian ja tukirahojen kautta tämä ei ole mahdollista ilman, että meillä on humania strategiaa, humania politiikkaa, jota toteutamme yhdessä Romani romani-yhteisön kanssa. Yhdeksän vuotta sitten saatiin liikkeelle romanistrategia. Siitä on nyt siis yhdeksän vuotta. Ja tänä päivänä näemme, että Unkarin hallitus – on valmis tekemään mitä tahansa saadakseen valitsijoiden tuen. Romaneja kohdellaan järkyttävällä tapaa Unkarissa. Tämä on oikeastaan osa Unkarin hallitusohjelmaa, jo ketään ei saisi marginalisoida. Kiitos edustaja Donat tästä puheenvuorosta. Ja sitten seuraavaksi äh, edustaja Anna-Liisa Tardino äh, identiteetti- ja demokratiaryhmän nimissä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos. Vastaanottamisen täytyy aina toteuttaa niin, että lakeja kunnioitetaan ja jos tarpeen myös rankaistaan rikkomuksesta. Paavi Johannes Paaveli toisen sanoissa heijastuu se, mitä inkluusio tarkoittaa. Se koostuu sekä velvollisuuksista että oikeuksista. Nyt kuitenkin ikävä kyllä inkluusio on ikään kuin luovuttamista, kun ajatellaan meidän elämäntapaamme ja arvojamme. Ikään kuin se, että jos toinen voidaan huomioida, niin täytyy luopua omista arvoistaan. Se, mitä romanit tekevät meidän maassamme, he eivät ole mukana väestönlaskelmissa, ovat ovat toimineet niin, että lapset joutuvat kerjäämään kaduilla eivätkä käy koulua. Ja tässä vaiheessa valtion on sitten puututtava tilanteeseen. On lopetettava se kurjuus, jossa romaanit elävät meidän kaupungeissamme. Heidän on kunnioitettava lakeja ja arvojamme niin, että emme kuitenkaan luovu integraation kautta eroistamme. Kiitokset Rova Tardino. Ja sitten ähm, edustaja äh, Romeo Franz vihreiden ja Euroopan vapaan allianssiryhmän nimissä. Olkaa hyvä, teillä on kaksi minuuttia. Dear colleagues, this debate on the situation of Romani inclusion in parliament is urgently Hyvät kollegat, tätä keskustelua todellakin tarvitaan. Meidän täytyy tehdä tämä ongelma näkyväksi kaikille. Esimerkiksi Bulgariassa, Romaniassa, Sloveniassa poliisiväkivalta romaneja kohtaan on totta. Näillä ihmisillä, jotka elävät omissa omilla asuinalueillaan, eivät esimerkiksi saa vettä ja poliisi väkivalta on totta monissa maissa. Äh, minä itse olen äh, esittelijänä tästä aiheesta ja haluan esittää vaatimuksemme äh, selkein sanoin. Meidän täytyy yksilöidä ne todelliset esteet, jotka ovat romanien osallistamisen edessä. Meidän täytyy puuttua ensinnäkin sosiaaliseen eksklusioon. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että meillä on sitovia tavoitteita, tasa-arvotavoitteita kansallisesti ja alueellisesti. Ja siksi me tarvitsemme myös resursseja tätä seuraavaa puist- strategian varten. Minä olen Sinto, minä olen holokaustin henkinjääjän lapsi ja minä tiedän, miltä syrjiminen tarkoittaa. Minä en halua, että muut joutuvat kärsimään siitä syrjinnästä ja sorrosta, jota minä olen kokenut. Täällä on kuultu tässäkin talossa rasistisia puheita Pistäkääpä joskus jalkanne meidän saappaisimme ja kysykää itseltänne, miltä tuntuu kohdata rasismia, miltä tuntuu joutua hiljennetyksi ja jopa hakatuksi. Meillä ei ole Euroopassa ainoastaan COVID-19. Meillä on pandemia, joka on vielä vaarallisempi ja vanhempi rasismi me lopultakin voimme kohdata tämän realiteetin, tämän tosiasian, ja meillä on mahdollisuus parantaa tapojamme. kiitos edustaja Romeo Franz. Ja sitten Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän nimissä puhuu edustaja Elżbieta Rafalska. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Pani komisarz, Przez wieki postrzegani byli oni jako... Komission jäsen, vuosikausia romaneja on pidetty kummallisina. Heihin ei luotettu, heidät on ikään kuin syrjäytetty yhteiskunnan reunamille, vaikkakin he ovat osallistuneet yhteiskunnan toimintaan esimerkiksi kulttuurisen perinnön kautta. Puolalainen tiedemies on tutkinut romaniväestöä ja hän katsoi, että kyllä heille kuuluu arvokkuus. Minä tulen sellaiselta alueelta, jo, jolla on aina ollut, niin kauan kuin minä muistan, romaniväestöä. Me olemme puhuneet avoimesti romanikulttuurista, hevosvetoisista kärryistä. Meillä on ollut siellä perinteisiä romaniperheitä. Omalla kotiseudullani järjestetään myös kansainvälisiä kulttuurifestivaaleja. Edward Dembitski, äh, runoilija, oli mukana äh, näissä juhlallisuuksissa. Me olemme siis kunnioittaneet romanikulttuuria ja romaniväestöä ja katsonkin, että erilaisten sosiaalisten ohjelmien toteuttaminen täytyy tehdä niin, että tunnemme tämän etnisen väestön entistä paremmin. Se oli se oikea tie. Ei pidä yrittää toimia niin, että yksi malli sopisi kaikille niin, että integroitaisiin romaniväestö, paikallisväestöön, vaan täytyy kunnioittaa ja säilyttää heidän erityispiirteitensä. Täytyy kuunnella myös heidän ääntään. Kiitokset eh, edustaja Rafalskalle tästä puheenvuorosta. Sitten antaisin puheenvuoron edustaja Claire Dalylle minuutiksi Euroopan yhtyneen vasemmistoryhmän Pohjoismaiden vihreän vasemmiston nimissä. Olkaa hyvä. Thanks, President, and it's fitting for me to... Kiitos puhemies. Minun sopii puhua romanien osallistumisesta. Arin Venn on ensimmäinen irlantilainen traveler, joka on saanut parlamenttipaikan. Mutta vielä tärkeämpänä, että tapasin hänet ensimmäistä kertaa, kun hän kampanjoi aborttioikeuksien puolesta Irlannissa. Se ei ollut hänelle helppo tilanne, mutta tämä terveyskysymys on heille hyvin tärkeä, koska heitä syrjitään niin monissa jäsenvaltioissa, Bulgariassa esimerkiksi synnytys sairaaloissa romani naiset saavat huonompaa hoitoa. Heidät eriytetään. Unkarissa esimerkiksi ei saada korvasta pakkosterilisaation jälkeen. Ja esimerkiksi Irlannissa valtion varoja ei käytetä näiden yhteisöjen asuntojen huolehtimiseen tai terveyskysymyksiin. Meillä voi olla vaikka mitä strategioita, mutta todellakin tarvitsemme ennen kaikkea täytäntöönpanoa, jos haluamme saada tasavertaisia mahdollisuuksia. Kiitos. Äh, kiitokset edustaja Daly. Sitten siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ja ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Mihaela Soidrovalle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia kovasti, puhemies. Hyvät kollegat, Kysyn tässä itseltäni, minkä vuoksi tämä tilanne vain jatkuu. Tämä tilanne, jossa romanit elävät getoissa. Miksi heidän keskuudessaan on niin paljon köyhyyttä ja työttömyyttä? Molempien osapuolten tulisi ehkä myötä vaikuttaa muutokseen sekä yhteiskunnan että itse Romanian. Minä haluan kiittää kollegaani Polakkia. Hän on tietoinen tästä omastakin vastuustaan, kaikkien vastuusta. Olen sitä mieltä, että jos me haluamme päästä eroon tästä noidankehästä, köyhyyden no, noidankehästä, niin ratkaisu siihen olisi koulutus. Monet nuoret ihmiset, jotka ovat olleet motivoituneita ja jotka ovat saaneet tukea yhteisöltään, ovat päässeet kouluun ja kouluttautumaan ja siitä on ollut apua. Meidän täytyy rohkaista kaikkien ihmisten kunnianhimoisia tavoitteita. EUn ja jäsenvaltioiden täytyy olla aktiivisia. Hyvä koulutus ja myös tukea vanhemmille. Kaikki, kaikki nämä ovat tärkeitä, jotta päästään siitä noidan kehästä, joka tällä hetkellä vallitsee. Kiitos edustaja Soidrova. Me olemme hieman jäljessä aikataulusta, jolloin pyytäisin, että pysytte aikataulussa itsekin. Sitten haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Milan Brglesille. Äh, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Kiitos, arvoisa puhemies. Kaikki kantavat vastuun romanien osallistamisesta, eivät ainoastaan jäsenvaltiot ja paikalliset yhteisöt. 80 prosenttia romaneista elää köyhyysrajan alla ja rakenteellista syrjinnästä ei tahdota päästä eroon. Tarvitsemme ne harmonisoidut eurooppalaiset puitteet romanien osallistamiseksi. Nykypuitteet saivat vähän edistystä aikaiseksi, mutta meidän pitää päästä pidemmällekin tässä kehityksessä. Ennen kaikkea meidän on ymmärrettävä monimuotoisuus romani yhteisössä. Eri maantieteelliset alueet, ympäristöt ja yhteiskunnalliset ympäristöt. Meidän on parannettava sosiotaloudellista tilannetta romanien joukossa. Meidän on huolehdittava siitä, että he voivat nauttia kunnollisesta terveydenhoidosta. Sosiotaloudellinen tilanne on tilanne, jota ei saa liittää heidän kulttuuriinsa. Meidän on pitää tukea kansallisia strategioita. Sloveniasta voisin mainita esimerkiksi ryhmän yliopistokoulutettuja nuoria. Kiitos. Kiitokset edustaja Brles. Sitten edustaja äh, Jamé, Frans Jamé, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, tänään vaaditaan lisää rahaa romaniväestön integraatiostrategian tueksi. Tämä tilanne on vallinnut jo satoja vuosia kulttuurisesti ja nyt tarvittaisiin lisää rahaa. Me emme voi kantaa sitä vastuuta sellaisesta elämäntavasta, elämäntavasta joka, jonka joku on päättänyt toteuttaa – Meillä on miljoonia köyhiä Euroopassa. Olemme kuulleet siitä, kuinka tilanne on heikentynyt COVID-19 takia. Miten voin selittää kanssa kansalaisille, että humanismen hengessä, koska olen niin hyvä luontoinen, he eivät pääse koskaan nauttimaan äh, tästä edusta, kun annamme joillekin lisää rahaa ja aikaa ja keinoja. Ja tarkoitus on integroida sellaista väestönosaa, joka itse sitä haluaa. Nyt me elämme kriisiä. Meidän on tehtävä valintoja. Me haluamme puolustaa Ranskaa ja ranskalaisia ennen kaikkea. No, okay. Työjärjestyspuheenvuoro. Et, ähm, what ID is right now doing is actually doing what we are talking about not doing this. Se mitä ID tekee on juuri mistä puhumme nyt syrjii ihmisiä, antaa ymmärtää, että kyse on rikollisista, jotka eivät ansaitse kunnollista elämää. ID-ryhmän pitäisi, puheet pitäisi poistaa kokonaan. Ä So this observation uh, had its place. Tällä huomiolla oli paikkansa, mutta meidän täytyy myös muistaa se, että parlamentin jäsenten täytyy kunnioittaa toinen toisiaan ja rouva Jame, saatoitte äsken sanoa jotain sellaista, joka loukkasi muita, joten yrittäkäämme muistaa keskinäinen kunnioitus. No niin, siirrytään sitten eteenpäin. Työ... Siirrytään eteenpäin. Edustaja Angel Jambarski, teillä on minuutti, olkaa hyvä уважаема госпожо председател. на първо място ви правя забележка за поведението на колегите от тази част на залата, която си позволяват. Kun me kuulemme tämänkaltaisia puheenvuoroja, tällaisia sanoja, jotka on kohdennettu kollegoihin, niin kyllä vetoaisin teihin, että te jollain tavalla tuomitsisitte ne. Niin, hyvät kollegat, te sanoitte, että tässä maassa on syrjintää. No, e, vaikea puhua tästä teidän kanssanne, koska kaikki eivät välttämättä edes tiedä, missä Bulgaria on kartalla. Mutta haluaisin kutsua teidät kaikki Bulgariaan. Haluaisin kutsua teidät e, katsomaan, miten ihmiset asuvat pienissä asumuksissa, joissa vanhat ihmiset joutuvat e, kokemaan tämän etnisen ryhmän väkivaltaa. Tulkaa katsomaan niin teillä on vähän pontta sanoillanne. Voitteko te kertoa minulle, tehän olette mies, voitteko kertoa, että syytättekö te minua jostain? Jos niin, niin sitten pitää mennä tuomioistuimeen. Jos emme selvittele asioita tuomioistuimessa, niin sitten kannattaisi ehkä hävetä käyttäytymistä. Excuse me, I have to call for... Nyt täytyy pyytää vähän järjestystä tänne. Tämä keskustelu Teillä, teillä oli oma puheenvuoronne. Excuse me. Uh, Anteeksi nyt vaan. Jos teillä on valittamista työjärjestyksestäkin, niin valittakaa parlamentin puhemiehelle. Me jatkamme nyt. No, no, no, Anything I can do? Yeah. Sorry, excuse me. Anteeksi, anteeksi, Jambarski. Te voitte esittää henkilökohtaisen lausuntonne keskustelun lopussa, mutta ei nyt. Teidän täytyy kunnioittaa myös puheenjohtajaa täällä. Työjärjestys. Työjärjestyksessä sanotaan, ja kuunnelkaa, te voitte esittää henkilökohtaisen lausunnon keskustelun lopussa, mutta ei nyt. Ja nyt minä annan puheenvuoron Loraan Vintselle minuutti. Olkaa hyvä. Sure, dear colleagues. Well, we... Kiitos, hyvät kollegat. Jäsenvaltiot ja EUn instituutiot huomioivat romaniväestön. Pitää muistaa vain se luku, että joka kolmas romanin lapsi elää köyhyydessä ja nälässä. Jos tätä toteamusta kiistää, niin ei se auta meitä eteenpäin. Euroopan unioni voi tarjota rohkaisua, koordinaatiota jäsenvaltioille, jotta pääsisimme eroon tästä toimimattomuudesta – Keski- ja Itä-Euroopassa prioriteettina täytyy olla nälän ja köyhyyden poistumisen. Ne on tarjottava parempia asumisoloja romaniväestölle. Toiseksi täytyy luoda myös romanien koulutusstrategia, mukaan luettuna ammatillinen koulutus ja aikuiskasvatus. Sitten tarvitaan parempaa työmarkkinoille pääsyä. Yhteiskunnissa meidän on tehtävä enemmän työtä syrjinnän torjumiseksi, jotta ihmiset tietäisivät, kuinka haavoittuvassa asemassa romaniväestö on ja voitaisiin torjua ennakkokäsityksiä. Kiitos. Kiitokset puheenvuorosta edustaja Vince Ja sitten käännyn komission puoleen, eli komissaari Helena Dalli, puheenvuoro on teillä, olkaa hyvä. Honorable members. Arvon jäsenet, kiitoksia kovasti siitä, että kerroitte näkemyksistänne tänään. Olen kiitollinen siitä, kuinka antaumuksellisesti Euroopan parlamentti tukee tätä meidän asiaamme. Uusi strateginen puitteisto edistää todellista tasa-arvoa, osallistamista ja osallistumista, kun puhutaan romaneista. Sen tarkoitus on torjua ja estää äh, romanien ja mustalaisten syrjintää, vähentää köyhyyttä ja eksklusiota ja edistää romanien osallistumista, luottamusta ja yhteistyötä. Tämä strategia on myös erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa se, että romaanit pääsevät <clears throat> tehokkaasti osallisiksi valtavirta koulutuksesta, laadukkaasta koulutuksesta. Myös pääsevät laadukkaisiin työpaikkoihin, saavat laadukasta terveydenhoitoa ja saavat riittävää normaalia, normaalia asuinmahdollisuuksia. On aika sulkea se sosiaalinen ja ekonominen taloudellinen kuilu, joka vallitsee romanien ja ei-romanien välillä. Ja siksi olen iloinen siitä, että uusi puheenjohtajavaltio Saksa on asettanut romanien osallistuminen, osallistumisen ja tasa-arvon agendalleen. Ja jälleen kerran haluan kiittää Merkeliä siitä, että hän esitti kommentti, kommenttinsa selkein sanoin – puheenjohtajavaltion puheessa eilen. Tietenkin lasken myös Euroopan parlamentin tuen varaan. Meillä on paljon työtä edessämme. Kiitos. Kiitokset komissaari Dalli. Ja sitten annan puheenvuoron ähm, neuvoston puolesta äh, ministeri Rothille. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Präsidentin Kiitos paljon arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät jäsenet. Olen hyvin kiitollinen siitä, että sain osallistua tähän keskusteluun tänään. Tämä osoittaa, että olemme pitkälti samaa mieltä ja myös tiedämme sen, miten vaikea tehtävä meillä on edessämme. Mutta yhdessä, rohkeasti ja sitoutuneena voimme lähteä tätä tehtävää toteuttamaan ja olen varma, että tämän vuoden loppuun mennessä saamme strategian – joka vahvistaa meidän kaikkien asemaa. Puheenjohtajan valtiona haluamme konkreettisesti toimia. Tässä haluamme järjestää konferenssin. Pahoin pelkään, että tästä tulee covid-syystä virtuaalitapaaminen, mutta se on kuitenkin lisämahdollisuus käydä keskustelua ainoastaan täällä parlamentissa ja muissa toimielimissä, vai ennen kaikkea myös niiden kanssa, että tämä asia koskee. Olen vähän yllättynyt asiasta, jonka en ole joten kuulut ainoastaan täällä. Kyse ei ole siitä, että ollaan vieraanvaraisia, kun puhutaan romaneista. Romanit ovat yleensä meidän maidemme kansalaisia. Heillä on samat oikeudet. Sie genießen die gleichen he nauttivat samoista oikeuksista ja velvollisuuksista kuin me kaikki. Ei tässä ole kyse mistään vieraista, joten osa syrjintää, jolle altistuvat romanit ja sintit, jos heidät jätetään yhteiskunnan ulkopuolelle, vapaan ja tasavertaisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Im Übrigen, meine sehr verehrten Damen. Muuten, arvoisat naiset ja herrat, kyse ei ole siitä, että saadaan jotain etuja, vaan kyse on ihan yksinkertaisesti tasavertaisuudesta, tasavertaisista oikeuksista joista kuuden miljoonan eurooppalaisen pitäisi voida nyt nauttia. Hyökkäykset Romania vastaan on aina myös hyökkäys Euroopan arvoja vastaan, meidän periaatteitamme vastaan. Ich bin den Abgeordneten sehr, sehr dankbar. Olen hyvin kiitollinen niille jäsenille, jotka vielä toivat esiin sen, että ennen kaikkea tässä keskustelussa tarvitaan kannustusta ja esikuvia – romanit eivät ole ainoastaan ongelma, vaan päinvastoin. Romanit osana eurooppalaista yhteiskuntaa rikastuttaa meitä. Esimerkiksi Berliinissä eurooppalaisen romaniinstituutin kautta on saatu myönteisiä kokemuksia, koska me selkeästi osoittaa, että romanit ovat historiallisesti ja kulttuurin osalta vaikuttaneet mantereemme identiteettiin ja toivoisin, että Tämä voisi onnistua myös strategian yhteydessä, että esitettäisiin, että kyse on rikastuttavasta asiasta, monista hyvistä asioista. Ja totta kai, hyvät kollegat, arvoisat jäsenet, kyse ei ainoastaan rahasta. Emme puhu todellakaan vain rahasta, vaan lähestymistavasta siitä, miten suhtaudutaan suurimpaan etniseen vähemmistöön Euroopassa ja Euroopan unionissa – Siinä mielessä minä toivoisin myös ajatella rasismin vastaista keskustelua, jota käydään maailmanlaajuisesti, mutta myös Euroopassa. Black Lives Matter tarvitsisi jatkokseen Romani Lives Matter. Näin toivoisin tämän keskustelun jälkeen. Kiitos. kiitokset eh, ministeri roth tästä neuvoston puolesta pidetystä puheenvuorosta ja nyt edustaja dzhambazki on, on vedonnut artiklaan eh, sataseitsemänkymmentäkolme eh, oikeuteensa kommentoida havaintoja ja huomioita jotka hänen henkilöstään on tehty keskustelun kuluessa ja haluan nyt kuitenkin todeta että nyt ei sallita asiakeskustelua. Nyt on kyse niistä huomioista, joita teidän henkilöstänne on tehty, ja puheenvuoronne saa kestää kolkeintaan kolme minuuttia. Olkaa hyvä, herra Jambatski. Työjärjestyksen 173. pykälä. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Искам първо да се обърна към представителя на комисията и да му... Kiitos, puhemies. Ensinnäkin haluan komissiolle sanoa, että kun valitsee jonkun tyyppisen elämäntavan. Ja jos te sanotte, että vain yksi e- elämäntapa on hyväksyttyä, niin sehän on rasismia. Joko puolustaa kaikenlaista elämää, tai sitten on rasisti. Puhemies, halusin sanoa seuraavaa. Olen kuullut kahdelta kollegalta, että he väittävät minun olevan rasisti. Tämä on vakava syyte ja sellainen täytyy tutkia tuomioistuimessa. Haluan videon nähdäkseni siitä, mitä kollegat täällä ovat sanoneet. Kuulin niin, että he sanoivat, että olisin rasisti. Asia täytyy tutkia tuomioistuimessa. Puhemies, vaadin, että kollegoille asetetaan tästä sanktioita. Kollega vasemmalla spekuloi ilmaisunvapaudella – aina väitetään, että olisimme tehneet jotakin. Toki voi väittää mitä haluaa, mutta kaikkien meidän näkemys, näkemysten tulisi olla samanarvoisia. Ne ovat yhtä painavia luonteeltaan. Ja jos joku sitten väittää toisen olevan rasisti, niin kyllä tämä täytyy sitten perustella ja todistaa. Täytyy esittää perusteet väitteelle marksistit, bolsevikit tuolla vasemmalla, ne jotka pitävät kommunismista, käyttävät väärin tätä periaatetta ja heidät tulisi saattaa vastuuseen sanomisistaan. Ja edelleenkin he käyttävät siellä sellaisia sanoja, jotka osoittavat sen, että he eivät minua kunnioita. Useat, useat mainitsivat Bulgarian. He, sanoin, että monet jäsenet eivät edes tiedä, missä Bulgaria sijaitsee kartalla, kun eivät ole siellä koskaan käyneetkään. Kymmenet Bulgarian kansalaiset, äh, romaanitkin nauravat teille, eivätkä halua, että te edustatte heitä. Eivät he halua teidän edustavan heitä. He ovat osa bulgarialaisia, he ovat äh, erinomaisia kansalaisia, Bulgarian kansalaisia. Ei minua saa keskeyttää, ei se kuulu sivistyneisiin tapoihin. Kaikki mielipiteet ovat tärkeitä. Ja mielestäni antakaa nyt päättää lause. Niitä kollegoita, jotka täällä huutelivat, tulisi nyt rangaista. Vaadin saada nähdäkseni ja ku- ku- kuunneltavaksi videotallenteen tästä keskustelusta, jotta tuomioistuin voi sitä käsitellä. So, uh, Mr. Jambarski has used his... Jambarski käytti oikeutensa henkilökohtaiseen lausuntoon niistä huomioista, joita täällä tänään kuultiin. Ja totta kai me pyydämme, äh, että tämä tilanne arvioidaan. Jos tarve vaatii, niin puhemieskin reagoi asiaan. No niin, seuraava aihe. Kielelle samalla nyt meillä on edessä keskustelu tilanteesta neuvostossa joka koskee käytäviä neuvotteluja asetuksesta unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita. Ja aivan ensimmäiseksi haluaisin kutsua neuvoston käyttämään tästä puheenvuoron. ministeri roth teillä on puheenvuoro viisi minuuttia olkaa hyvä. Vielen herzlichen Dank, Frau. Oikein sydämestä kiitokset, arvoisa puhemies. Hyvät naiset ja herrat parlamentin jäsenet. Ehkä puheenvuoroni aluksi voin todeta jotain hyvin selvästi. Tämä saattaa tuntua itsestään selvältä, mutta Euroopan unionissa ei ennen kaikkea ole kyse sisämarkkinoista tai rahaliitosta. Ennen kaikkea olemme oikeus- ja arvoyhteisö ja nämä periaatteet, joiden varaan sopimuksemme on luotu ja jotka ovat sopimuksessa mukana, sitovat meitä kaikkia. Kiitos paljon arvon jäsenet, että annoitte minulle mahdollisuuden kertoa teille keskusteluiden tilanteesta neuvostossa. Aiheena talousarvion suojaaminen, jos syntyy yleisiä puutteita oikeusvaltioiden – periaatteiden noudattamisessa jäsenvaltioissa. Tämä ehdotus oli keskeinen osa poliittista pakettia, jonka komissio esitti toinen toukokuuta 2018 monivuotisten rahoituskehysten osalta. Neuvostossa sitä käsiteltiin osana monivuotisia rahoituskehysneuvotteluita. Tämän ehdotuksen tarkastelun Aloitus tapahtui marraskuussa 2018. Aika on kulunut paljon. Hyvin nopeasti huomattiin, että kaksi kysymystä aiheuttaa erityisesti päävaivaa valtuuskunnilla. Erityisesti yhdistäminen oikeusvaltion periaatteeseen ja toiseksi se, mitä äänestysmenetelmää käytetään näiden toimien hyväksymisessä. Puheenjohtajan mukaan ilman poliittisia edistysaskeleita valtioiden ja hallitusten päämiesten osalta ei voitu edetä tässä kysymyksessä. Siksi nämä kysymykset otettiin luonnoksena esiin neuvottelupaketissa, jota Itävalta esitti puheenjohtajakaudellaan Romania. Jatkoi keskusteluita muiden osioiden osalta. Kaiken kaikkiaan esitettiin viisi kompromissiesitystä puheenjohtajan valtiolta sekä asiakysymyksiä asiatasolla ja poliittisella tasolla keskusteltiin niitä. Keskeisinä kysymyksinä esillä olivat Romanian puheenjohtajan valtion edistyskertomukset. Euroopan neuvoston puheenjohtaja otti tehtäväkseen saada selkeän käsityksen siitä, miten valtioiden ja hallitusten päämiehet keskusteluissaan MFF-kokonaispaketissa suhtautuivat komission ehdotukseen. Tätä tarkoitusta varten helmikuussa 2020 esitettiin päätöslauselmat, euro, päätelmäluonnos Eurooppa-neuvostolle ja tämä työ on vielä kesken. Ilman Eurooppa-neuvoston kannanottaa poliittisiin kysymyksiin ei ole paljon mahdollisuuksia edetä tässä asiakysymyksessä kunhan Eurooppa-neuvosto on tehnyt poliittiset päätöksensä. Toivomme, että näin pian tapahtuu. Silloin puheenjohtajan valtio voi siirtyä tekemään työtä lainsäädännötekstin kanssa ja lähteä neuvottelemaan Euroopan parlamentin kanssa mahdollisimman pian. Tässä yhteydessä puheenjohtaja Michel on eilen kertonut parlamentille Euroopan neuvoston kokouksen valmisteluissa. Ehdotukset ovat osana koko monivuotisten rahoituskehysten pakettia. Siksi on huolehdittava siitä, että noudatetaan normaalia lainsäädäntömenettelyä ilman mitään turhia lykkäyksiä tai hidasteluita, jotta Euroopan parlamentti saa päätöksen työnsä pyydän ymmärrystä sille, että tämä on monimutkainen puheenvuoro, mutta tämä on monimutkainen kysymys ja haluan osoittaa mahdollisimman paljon avoimuutta tässä kysymyksessä. Kiitos. Kiitokset eh, ministeri Roth. Ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle. Komission puolesta puhuu komissaari Johannes Hahn. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President, uh, Minister, Honorable Member. Kiitos puhemies, ministeri, kollegat. Ensi viikon huippukokous on tärkeä hetki Euroopalle. Ja niin kuin olemme nähneet, me, kaikki olemme omissa jäsenvaltioissamme ja vaalipiireissämme kokeneet eh, nämä muutokset sekä talouteen että elintapamme. Nyt tarvitaan Eurooppaa entistä enemmän puhumme miljoonista ihmisistä, yrityksistä ja alueista, joiden vauraus riippuu elpymissuunnitelmasta. Näin ollen onkin entistä tärkeämpää, että jokainen euro, joka investoidaan yhteisessä EU-budjetissa, todella tuovat lisäarvoa ja toteutuvat todellisina tulevaisuusinvestointeina. Eurooppalaiset odottavat sitä, että veronmaksajien varoja suojellaan Tämä on aivan oikeutettu odotus. Tämä keskustelu onkin hyvin tärkeää juuri näin huippukokouksen alla. Korostaisin kolmea seikkaa. Ensinnäkin, kun on yleisiä puutteita oikeusvaltion periaatteissa tietyissä jäsenvaltioissa, niin tarvitaan välineitä, joilla voidaan veronmaksajien rahoja suojella. Me tarvitsemme todellisia suojamekanismeja. Toiseksi tämä on täsmällinen, täsmäväline, joka kohdistuu EUn budjettiin. Se on näin ollen perustamissopimusten mukainen. Ja meillä on artikla 7 perussopimuksessa oikeusperustana. Tämä on myös tehokas ja avoin budjettiväline, jolla suojelemme varainhoitoa. Toimenpiteet ovat myös oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon tavoitteet ja jäsenvaltioiden kannat luonnollisesti huomioidaan. Komissiolla on tässä äh, yhdessä neuvoston kanssa todistustaakka. Toimet perustuvat konkreettisiin faktaelementteihin. Kiitän vielä kerran parlamenttia sen tarjoamasta tuesta komission ehdotukselle. Meillä on vuodelta 2019 huhtikuulta päätös luonnos. Kyse on lopullisista edunsaajista on tärkeää, että he eivät joudu maksamaan silloin, kun on yleisiä puutteita oikeusvaltion periaatteessa. Komissio on kolmikannassa valmis puuttumaan näihin kysymyksiin. Tavoitteemme on hyvin selkeä. Me haluamme sellaisen mekanismin, jolla suojataan eu budjettia ja varmistetaan moitteeton varainhoito. Marraskuussa 2019 valiokunta valiokunta päätti jo käynnistää toimielinten väliset neuvottelut neuvoston kanssa. Ja uskon, että kolmikanta voi käynnistyä hyvin nopeasti Saksan johdolla. Ja kuulimmekin jo niistä paineista, joita neuvostossa vallitsee edellisestä puheenvuorosta. Jatkossakin luotan parlamentin tukeen, jotta pääsemme sopimukseen tässä aiheessa. Näin voimme viedä tehokkaasti asiaa eteenpäin. Yhteisen budjetin suojeleminen on kaikkien etujen mukaista. Tämä on myös oleellista MFF-neuvottelujen kannalta ja näin ollen asia on kiireellinen. Vain jos parlamentin jäsenet ja neuvosto pyrkivät yleiseen sopimukseen vielä kesän aikana, meillä on mahdollisuus toimia nopeasti. Tiedän, että aikataulu on hyvin kunnianhimoinen ja aivan poikkeuksellisen nopeaa toimintaa nyt vaaditaan. Me elämme poikkeuksellisia aikoja. Kansalaiset, alueet, yritykset, kaikki on huomioitava. Meidän on saatava tuloksia aikaan. Se on kaikkien etujen mukaista. Kiitos. Kiitokset komissaari Haanille. Ja sitten annan puheenvuoron ryhmien puhujille. Ensimmäiseksi edustaja Petri Sarvamaa, joka on myös tämän asian toinen esittelijä. Olkaa hyvä edustaja Sarvamaa. Kiitos puheenjohtaja. Honorable Minister Roth, Commissioner. Arvon ministeri Roth, komissaari Hahn. Jo puolitoista vuotta sitten Euroopan parlamentti sai kantansa äh, tässä asiassa, äh, jossa halutaan suojella EUn budjettia, jos oikeusperiaate jäsenvaltioissa kokee kolhuja. Tällä tavalla haluamme suojella arvojamme ja veronmaksajien rahoja ja unionin budjettiakin. Tällä parlamentilla on selkeä kanta. Me tarvitsemme vahvan oikeusvaltiomekanismin. On huolestuttavaa, että Äh, ne tiedot, jo, niiden tietojen perusteella, joita olemme neuvostosta saaneet, antavat ymmärtää, että neuvostossa on edelleen erimielisyyttä koko asetuksen perusajatuksestakin. Euroopan parlamentti on vedonnut neuvostoon, jotta se lähtisi neuvottelemaan merkityksellisellä tavalla – tästä asiasta. Ja me emme todellakaan halua toimia jonain kumileimasimena äh, ilman, että pääsemme myös keskustelemaan. Eli kysymys neuvostolle kuuluu. Äh, onko teillä sama tavoite kuin meillä? Kiitokset edustaja Sarvamaa. Ja sitten äh, toinen esittelijä, joka puhuu myös Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän nimissä, Edustaja Eider Garcia, Gardia Zaval Ruvial, olkaa hyvä, teillä on puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, ministeri, komission jäsen. Oli mukava kuulla puheenjohtajavaltion prioriteeteista ja siitä, että puheenjohtajavaltio puolustaa oikeusvaltion periaatteita. Oikeusvaltion periaatteet ovat se selke, selkäranka, joka tukee meidän arvoyhteisöämme. Kun nyt käymme tätä keskustelua juuri tänään, niin haluamme korostaa sitä, että Euroopan parlamentti ei pidä tätä vain yhtenä prioriteettina muiden joukossa, vaan kyse on toimintaedellytyksestä äh, tuleville budjettineuvotteluille. Parlamentti on ilmaissut selkeän kantansa komission ehdotukseen on tärkeää, että me kunnioitamme oikeusvaltion periaatteita. Tämän lisäksi on varmistettava, että kaikki se, mihin jäsenvaltiot sitoutuvat unionissa, to, myös toteutuu. Solidaarisuus, tasa-arvo, verovilpin välttäminen, korruption torjunta – kuulimme eilen, että on hyvin tärkeää äh, neuvostolle tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa. Yhdessä voimme vahvistaa Eurooppaa. Tämän kuulimme eilen. Me olemme valmiita neuvotteluihin neuvoston kanssa ja korostan nimenomaan sitä, että kyse on neuvotteluista. Mehän emme äh, käytä kuvileimasinta tulokselle, jonka saamme neuvostosta, vaan kyse on todellakin yhteistyöstä, neuvotteluista parlamentin kanssa ja yhdessä voimme rakentaa sellaista unionia, joka on viitekohta koko maailmalle perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kannalta. Kiitos. Kiitokset edustaja Gardia Zaval Ruvial. Ja sitten uudistuva Eurooppa-ryhmän nimissä puhuu edustaja Moritz Körner puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Liittokansleri piti puheensa eilen ja vetosi kovasti Euroopan unionin perusoikeuksien puolesta puheensa aluksi. Aivan oikein. Mutta tämä vaatii myös johdonmukaista toimintaa huippukokouksessa. Sielläkin on tuettava oikeusvaltion periaatteita ja tätä mekanismia, koska EUssa ei todellakaan ole kyse ainoastaan sisämarkkinoista, vaan myös arvoyhteisöstä – neuvotteluiden kautta neuvostossa. Jos ei edetä tässä kysymyksessä, niin tämä on silloin ihan turhaa puhetta, että olemme arvoyhteisö. Misteri Roth, esittelitte hyvin neuvottelut neuvostossa. Periaatteessa jäsenvaltiot, oikeusvaltiot, oikeusvaltiomekanismin osalta ovat eri mieltä kahdessa kysymyksessä. Oikeusvaltioperiaate ja mekanismi. Tämä on neuvostossa tilanne tänä päivänä. Nyt tarvitaan johdonmukaisuutta. EU-rahoja ei voida enää vain ottaa ja sitten polkea EUn perusoikeuksia tai oikeusvaltion periaatteita. Kyse ei ole sitä, että kansalaisia rangaistaan näissä jäsenvaltioissa, vaan huolehditaan siitä, että EU-rahat eivät enää katoa pimeisiin korruptoituneihin taskuihin, vaan päätyvät, eivätkä päädy sinne, missä halutaan vastustaa eurooppalaisia arvoja. Tästä on huolehdittava. Siksi Euroopan parlamenttina meidän viestimme neuvostolle on selkeä tänään. Tämä on valtava mahdollisuus huippukokouksessa, että huolehditaan budjetin kautta siitä, että oikeusvaltioiden periaatteita ei enää rikota EU:ssa. Kiitos. Kiitos edustaja Sitten identiteetti- ja demokratiaryhmän nimissä puhuu äh, edustaja Nicolas B. Minuutti, olkaa hyvä. En évoquant les menaces sur l'état de droit, notre... Kun mainitsemme vaarat oikeusvaltion periaatteille, niin totta kai meidän on käsiteltävä myös Maltan ja Slovakian tilannetta. Siellä journalisteja on murhattu poliittisen vallan korruption takia. Jälleen kerran se mihin te nyt pyritte, kun toimitaan rakennerahastojen kautta, niin tulilinjalla on Puola ja Unkari. Näillä hallituksella on laaja demokraattinen legitimiteetti tukenaan ja valintamäärät, äänestäjämäärät ovat paljon isompia, mihin te koskaan pääsette teidän mielestänne ne ovat kuitenkin väärässä, koska kiristävät maahanmuuttokysymyksillä eivätkä sitten tingi periaatteistaan, kun kyse on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Kun kyse on oikeusvaltiosta, niin kukaan ei täällä puhu esimerkiksi siitä, että jokunen päivä sitten Dupont Moretti Ranskassa valittiin oikeusministeriksi Macronin hallitukseen. Hän on vaatinut sitä, että oppositiopuolue Ranskassa kiellettäisiin. Oikeusvaltiosta on tullut politisoitunut käsite ja sitä käytetään sitten kansan tahdon vastustamiseen, mutta kansa vain vastustaa, ei se tähän alistu. Kiitos edustaja B. Ja sitten vihreiden ja Euroopan vapaa-allianssiryhmän nimissä puhuu edustaja Daniel Freund. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thanks Heidi. Äh, lieber Michael ich war letzte Woche... Kiitos. Heidi. Vähän ihan root. Budapestissa soppakeittiössä olin viime viikolla. Siellä autetaan kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevia Orbanin uhreja, pakolaisia, köyhiä. hän vastustaa Viktor Orbanin toimia ja nyt häneltä viedään kaikki hänen rahansa, pyritään tuhoamaan hänen koko elämän työnsä. Eikä Ivani ole ainoa, joka on näin Orbanin uhri. Kaikki, jotka kritisoivat Orbania, joutuvat tähän tilanteeseen, heitä uhkaillaan. Viktor Orbanin mafiavaltio on valtio, jossa ei ole tilaa oppositiolle. Mitään keskusteluohjelmia ei julkisessa televisioyhtiössä ole, jossa oppositiota voitaisiin haastatella tai kuulla. Ja Orbanin perhe ja hänen ystävänsä rikastuvat valtavasti. Hyvin nopeasti voi muuttua miljonääriksi, jos tukee häntä. Viime viikolla Orban Vans olin esimerkiksi ainoa matkustaja. Tämä on aivan järjetöntä. Mihän liittyy tuo valtion hallituksen rooli tässä yhteydessä onnolo. Orego uutissivusto on saanut varoja telekomyhtiöltä, eikä Unkarin nimeä edes mainita, kun Orban käyttää korona hätätilaa väärin oikeuksiin. Elpymissuunnitelma ja tämä ovat viimeiset mahdollisuudet saada pysäytettyä tämä Unkarin kehitys. Huolehtia sitä, että ymmärretään, että arvot eivät ole kaupan. Ei voida heitellä sinne miljardia edelleen ilman valvontaa, ilman sanktioita. Olkaa siis neuvostossa tarkkana. Kiitos edustaja Freund. Ja sitten Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän nimissä puhuu edustaja Jadwiga Wisniewska. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. Kiitoksia kovasti puhemies, hyvät, ku, hyvät kollegat. On totta, että perussopimukset ovat tietysti lainsäädännön lähde. Me tuemme sellaisia lakeja, jotka ovat perussopimuksen hengen ja kirjaimen mukaisia. On otettava huomioon EUn periaatteet. EU toimii sen perusteella, minkälaisia toimivaltoja jäsenvaltioille perussopimuksissa on annettu. Ja jos perussopimus ei anna EUlle toimivaltoja, niin jäsenvaltiot voivat sitten toimia. Se, että me otamme tämän oikeusvaltiokriteerin mukaan, on ehkäpä hiukan epäselvä. Meillä täytyy olla objektiivisia ja mitattavissa olevia kriteerejä ei voida käyttää erittelemättömiä vasemmiston pelkoja tai uhkia välineenä tai kriteerinä. Ne kriteerit, joita, tai se, ne tekstit, joita meillä on, ovat aivan liian häilyviä. Kiitos.

tulisi olla sellaista lainsäädäntöä, joka varmistaa oikeusvaltion periaatteet ja sellaiset normit, jotka eivät ole harkinnanvaraisia. Muutoin tätä välinettä voidaan käyttää poliittisiin tarkoitusperiin. Komission ja neuvoston tulisi laatia sellaisia sääntöjä, jotka ovat selkeitä ja jotka estävät oikeusvaltion periaatteiden loukkaamisen. Meillä on oltava mitattavia indikaattoreita – arviot täytyy toteuttaa myös vuosittain. Emme halua, että eh, syntyy makrotaloudellisia lisäehtoja, vaan täytyy kunnioittaa tasa-arvon ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta. Olemme valmiita tukemaan sellaista tekstiä, joka on tehokas väline, jolla taataan, että Euroopan arvot eh, ovat suojatut. Kiitos. Kiitokset edustaja Furore. Ja sitten siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ja haluaisin antaa nyt puheenvuoron minuutiksi edustaja Tomas Zehovskille. Olkaa hyvä. Paní předsedající, Kiitos puhemies, että sain puheenvuoron. En käytä väärin tätä minuuttia hyökätäkseni vasemmalle tai oikealle jotain vastaan. Emme siitä tässä puhu, hyvät kollegat. Jatkuvasti lähdetään puhumaan Fideszia vastaan tai sosialistia vastaan, mutta tämähän vähentää vain meidän legitimiteettiämme suhteessa neuvostoon. Toimitaan nyt yhdessä. Pidetään periaatteena, että jos maassa, riippumatta siitä kuka on johdossa, ei suojella ketään, riippumatta siitä kenestä on kyse tai mistä puolueesta, vaan pidetään kiinni periaatteesta. Siitä periaatteesta – että jos jäsenvaltiossa ei enää kunnioiteta universaaleja ihmisoikeuksia, niin siellä ei voida saada enää tukeamme rahoituksen muodossa. Tästä syystä me haluamme, että neuvotteluihin voidaan lähteä. Pyritään nyt keskittymään siihen – mikä on tärkeää neuvotteluissa neuvoston kanssa. Istutaan samaan pöytään, se on tärkeämpää kuin se, kuka on vallassa tällä hetkellä. Kiitokset edustaja Sihovski. Ja seuraava puhuja on edustaja eh, Margarida eh, Marquez. Olkaa hyvä, teillä on yksi minuutti. Eh, Puhemies, que sei que é um assunto que lhe é caro e, portanto, combinamos, contamos consigo na defesa do Estado de Direito. Minä tiedän, että tämä kysymys on lähellä teidän sydäntänne ja me äh, Tietysti olemme yhtä mieltä siitä, että jokaisen EUn jäsenvaltion täytyy noudattaa Kööpenhaminan kriteerejä ja oikeusvaltioperiaatetta – ja jos hakijavaltion täytyy näitä kriteerejä kunnioittaa, niin silloin valtion täytyy kunnioittaa niitä myös jäsenvaltiona ollessaan. Ja meidän pitää pitää huoli siitä, että kansalaisten ähm, kontribuutio eurooppalaiseen hankkeeseen todellakin äh, toimii sen puolesta. Me tarvitsemme vahvan mekanismin, jonka myötä voimme reagoida, jos äh, oikeusvaltioperiaate esimerkiksi kyseenalaistuu. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikki raha hyödyttää ja menee siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Meidän täytyy suojella demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Euroopan veronmaksajien varoja täytyy käyttää nimenomaan Euroopan poliitikkojen arvojen puolustamiseksi. Kiitos edustaja Markees. Ja sitten puolitoista minuuttia edustaja Katalin Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä uusi budjetti on hieno mahdollisuus unionille eh, päästä sanoista tekoihin ja elää ikään kuin suusäkkiä myöden. Kyse on Euroopan unionin keskeisestä asiasta, budjetista. Ehdollisuusmekanismi on täydellinen väline varmistaa, että korruptoituneet hallitukset saavat rangaistuksen ja huomioidaan, että paikallisväestö ei kärsi tästä. Tarvitaan toimia ensinnäkin valvonnan suhteen. Täytyy olla väistämättä mukana EPPO syyttäjäjärjestelmässä ja sitten varat on ohjattava suoraan lopullisille edunsaajille niin, että komissio valvoo tätä. On tiettyjä poliittisia ongelmia, joista usein keskustellaan neuvostossa. On sellainen narratiivi, jonka mukaisesti jäsenvaltiossa on eturistiriitoja. Tämä on jonkinlainen väärinkäsitys mielestäni. Totta kai eturistiriitoja voi olla, mutta pikemminkin hallitusten ja valtion päämiesten välillä – pääministeri Orban ei tarkoita koko Unkaria. Olisikin mukava kuulla, ketä neuvosto oikeastaan edustaa. Minusta neuvoston tulisi edustaa kansalaisia. PK-yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, paikallisia ihmisiä, niitä, jotka ovat hädässä. Heidän tulisi hyötyä komission suorasta rahoituksesta. Miten kollegat voimme luottaa sellaisiin hallituksiin, jotka väärinkäyttävät valtaansa ja edistävät korruptiota? Miten näille voidaan antaa tehtäväksi käyttää EUn varoja tehokkaasti? Vastaus on se, että ei meidän pidä voida luottaa heihin. Me emme luota heihin. Kiitokset edustaja C. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Joachim Kuus. Minuutti, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Hyvät kollegat, Tuskin täällä salissa kukaan kyseenalaista oikeusvaltion periaatetta. Oikeusvaltion periaate on perusperiaate, sitä on kunnioitettava ja sitä kunnioitetaan. Ongelmana tässä kuitenkin on se, miten oikeusvaltion periaate yhdistetään mekanismiin, joka mahdollisesti ei koske kaikkia tasavertaisesti. Tässä näin ongelman ja vähän ristiriitaa muiden periaatteiden, kuten demokratiaperiaatteen kanssa – tai subsidiariteettiperiaatteen kanssa. Meidän pitää olla tarkkana. On tiettyjä asioita, joita vastaan pitää taistella. Meillä on viranomaiset Olaf, Eppo ja muut, tilintarkastustuomioistuin myös tässä taistelussa ei saa synnyttää Lex Orbania, joka sitten sitoo kaikkia muita, eikä auta meitä pääsemään siihen tavoitteeseen, joka on meille yhteisesti tärkeä. Eli pitää olla tärkeää, että me, on, pitää, on tärkeää, että me teet tässä virhettä. Kiitos. Kiitokset edustaja Kuus. Sitten edustaja Clara Ponsatti Obiols. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. President, the EU budget must be protected. Meidän täytyy suojella EUn budjettia muun muassa oikeusvaltiorikkomuksilta, mutta tämän ehdollisuuden täytyy perustua objektiivisiin kriteereihin. Jos oikeusvaltioperiaatetta rikotaan, niin sehän voi olla monenlaista, mutta tarvitsemme tietyn objektiivisen kynnyksen, jonka kaikki tunnustavat, ja se on se että esimerkiksi poliittisten vankien pitäminen on oikeusvaltioperiaatteen vastaista. Muun muassa Amnesty International on todennut, että Espanjan pitävät pitämät katalaanit ovat poliittisia vankeja. Heidät täytyy pala- vapauttaa, mutta Espanjan viranomaiset eivät ole vastanneet tähän pyyntöön niin kauan kuin tällaista sodankäyntiä jatketaan katalaani vähemmistöä vastaan, niin oikeusvaltio ei kyllä toteudu. Hyvät kollegat, lännessä oikeusvaltioperiaatetta kohtaan rikotaan, ja jos te välitätte ihmisoikeuksista, niin katsokaa myös Espanjan suuntaan. Kiitos. Kiitos edustaja Ponsatiovios. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Monika Holmeierille minuutiksi. Olkaa hyvä. Frau Präsidentin. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Se, mikä pistää tässä silmään, on se, että jokainen ottaa tietyn maan esiin, joka häiritsee tietenkin erityisesti, mutta tämä ei ole oikeusvaltion periaatetta, vaan Oikeusvaltion periaatteet tarkoittavat mielestäni sitä, että meillä on samanlaiset standardit ja meillä on mahdollisuus komission jäsen, jos näistä säännöistä ei pidetä kiinni. Ihan riippumatta siitä, mikä puolue, mikä maa, kuka henkilö, voidaan johdonmukaisesti lähteä toimiin, myös sanktioihin. Ihan sama, onko kyseessä Muskat, Urban vai Babish. Meillä on joitain ongelmatapauksia eri puolueryhmissä eri ongelmia oikeusvaltion periaatteiden kanssa. Ja haluaisin hyvin selkeästi tämän sanoa. Meillä pitää olla systemaattista valvontaa, jotta voidaan katsoa, miten tietyt oikeusvaltioperiaatteen mekanismit toimivat. Esimerkiksi, miten julkisia hankintoja tehdään, hyötyvätkö tietyt alueet tai tietyt yritykset pitää huolehtia siitä, että on riittävän nopeaa tiedonvaihtoa, jotta voidaan järkevästi ajatella, että voidaan tarkistaa kaikki asiat niin, ettei etsitä kuukausikaupalla näitä vastauksia. Toivoisin, ettei tässä puhuta puoluepolitiikkaa, vaan yksinkertaisesti katsotaan standardeja toimia. Näin olisimme uskottavia. Kiitos edustaja Holmeier. Ja sitten varapuhemies edustaja Katarina Barley, olkaa hyvä, teillä on minuutti. Kiitos paljon puhemies. Tämä tärkeä aihe ja se vaikuttaa siihen, miten budjettia käytetään. Kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan näitä periaatteita. Valitettavasti tämä ei ole itsestään selvää yhä useampi jäsenvaltio haluaa ottaa näitä varoja, mutta eivät pidä oikeuslaitoksen riippumattomuutta tai tiedotusvälineiden riippumattomuutta niin tärkeänä. Ja kolmanneksi, ilman että kunnioitetaan näitä oikeuksia, ei voi toimia. Vapaa liikkuvuus ei olisi mahdollista ilman, että huolehditaan oikeusvaltion periaatteista. Ja neljänneksi, kaikki Euroopan kansalaiset omaavat oikeuden huolehtia siitä, ettei näitä rahoja anneta niiden taskuihin, jotka eivät kunnioita näitä oikeuksia. Ja joissain maissa ei ymmärretä nyt muuta kieltä kuin sitä, joka perustuu rahaan. Neuvosto parlamentti, te saatte parlamentin tukea, jotta voidaan ehdollisuuden kautta tuimia ja objektiivisen valvonnan kautta. Mutta toisaalta vastustusta syntyy, jos haluatte estää tämän mekanismin tai vesittää sen – ihan riippumatta siitä, kuka sitä pyrkii tekemään, koska meille kaikille on tärkeää, että näitä oikeuksia kunnioitetaan. Kiitos. Kiitos edustaja Vaali. Ja sitten edustaja Kristoff Hansen, teillekin on yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ministeri Roth, Enders, Ehdotus tehtiin pari vuotta sitten ja vuoden ajan parlamentin kanta on ollut tiedossa, mutta ilmeisesti neuvosto nukkuu edelleen ruususen unta. Koskaan ennen oikeusvaltion periaate ei niin monessa jäsenvaltiossa ole ollut niin heikossa tilanteessa, ja koskaan ei ole kyse näin suurista verovaroista. Neuvosto ei toimi, ja siksi autokraattien taskut ovat pian täynnä rahaa. Näin toimimattomuuden takia – mistä tulee myös rikollisia. Tärkeää on, että huolehditaan Euroopan varojen oikeasta käytöstä. Minä luotan Saksan puheenjohtajan valtionministeri Roth, jotta EUn rahat päätyvät maanviljelijöille, kansalaisille, pk-yrityksille sinne, missä niitä tarvitaan, ei sinne, missä niitä häpeällisesti käytetään väärin. Kiitos. Kiitos edustaja Hansen. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Lara Woltersille. Teillä on minuutti. Ja, eh, Kiitoksia kovasti. Kiitos ministeri Roth. op de verdeling van Europese subsidies. De commissie kennen de trucs inmiddels en het is natuurlijk geen... On aivan selvää. Populisten, ik hoef hun namen denk ik niet te noemen, die doen er alles om, voor om te zorgen... Oligarkit tekevät kaikkensa, jotta voidaan huolehtia siitä, että eurooppalaisia tukiaisia voidaan käyttää heidän eteensä. Näin tehdään ja siksi oikeusvaltion periaate on niin tärkeä. Tällaisen mekanismin kautta voidaan lähteä sanktioihin – jos on epäselvää, huolehditaanko valvonnasta kansallisella tasolla kunnolla. Siksi tarvitaan tukea tälle ehdotukselle, riippumatta siitä, mitä ensi viikolla tapahtuu. On puolustettava eurooppalaista demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta ja veronmaksajien varoja. He eivät halua tukea korruptiota. Kiitos. Kiitos edustaja Wolters. Ja sitten viimeinen puhuja Eh, on eh, edustaja varapuhemies Otmar Karas. Olkaa hyvä, teilläkin on minuutti. Arvoisa puhemies, koska Euroopan unioni on arvojen yhteisö, on häpeällistä, että jäsenvaltiot tähän mennessä eivät ole pystyneet sopimaan oikeusvaltion mekanismista. Ja näin edistys on estetty kansalaiset, me, olemme kuulleet kaikenlaisia selityksiä, olemme kyllästyneitä nyt niihin. Jäsenvaltioiden on lopulta siirryttävä sanoista teköihin, muuten luottamus katoaa. Nyt tarvitaan luottamusta uudestaan tähän järjestelmään. Siksi sanon meidän nimissämme selkeästi, että mitään varoja ei voida lähettää näyttää maille, henkilöille ja yrityksille, jotka polkevat EUn oikeutta. Siksi oikeusvaltion mekanismin on oltava mukana, kun ajatellaan Next Generation EU ja tulevia rahoituskehyksiä. Tämän on oltava osa kokonaispakettia. Oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen on prioriteetti. Ainoastaan Saksan puheenjohtaja kaudella, ei ainoastaan Itävallan hallitukselle, vaan meille kaikille, koska tämä luo pohjan yhteisöllemme. Kiitos edustaja Karas. Ja sitten haluaisin kutsua komission puhumaan. Komissiota edustaa komissaari Didier Reinders. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente, mesdames... Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitos ensinnäkin tämän päivän keskustelusta. On hienoa kuulla, että olemme täysin samaa mieltä siitä, miten tärkeää on suojella unionin budjettia. Niin kuin tiedätte, teidän tukenne tälle on tärkeää. Oikeusvaltion periaatteen noudattaminen on hyvän varanhoidon selkäranka. Ehdotuksemme on yksinkertainen, jotta voimme valvoa EU-varojen käyttöä ja suojella EUn taloudellisia etuja, korruptiota ja petoksia vastaan. Me tarvitsemme jokaisessa jäsenvaltioissa riippumatonta oikeuslaitosta, tutkintaa ja syyttäjälaitosta ja julkisten viranomaisten toimintaa silloin, kun ne toteuttavat EUn budjettia. Jos nämä toiminnot ovat vaarassa sen takia, että on yleisiä puutteita jäsenvaltion oikeusvaltion periaatteessa, niin unionilla on valtuudet vähentää eh, tai jäädyttää EUn rahoitusta, eh, tietysti oikeasuhteisesti. Tämä mekanismi varmistaa myös eh, suhteellisuuden ja oikeudenmukaisuuden. Siinä otetaan huomioon jäsen, kyseessä oleva jäsenvaltion näkökulma ja varmistetaan se, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia. Tämän lisäksi toimenpiteet alistetaan myös tuomioistuimen valvonnalle ja käsittelylle. Mekanismi on kuitenkin oltava tehokas ja nopea. Näin ollen onkin oleellista, että neuvoston äänestyksessä noudatetaan käänteistä määräenemmistömenettelyä, aivan niin kuin komissio ehdottaa. Tämä takaisi sen, että hyvin nopeasti voitaisiin ehdotetut toimet hyväksyä. Arvoisat jäsenet, tällä hetkellä meillä ei ole välinettä, jolla voisimme EUn budjettia suojella äh, yleisiltä puutteilta, kun kyse on oikeusvaltion periaatteista jäsenvaltioissa. Tämän mekanismin luominen parantaisi EUn budjetin suojelun tilannetta ja kuroisi umpeen sen aukon, joka meillä on olemassa. Se on entistäkin tärkeämpää, kun otamme huomioon lisääntyvän joustavuuden rahoituksen käytössä, jota komissio nyt ehdottaa COVID-19-kriisin yhteydessä. Meidän on suojeltava rahoitusta kaikkien veronmaksajien etujen ja kansalaisten etujen mukaisesti. Komissio on päättäväinen on vakuuttunut siitä, että me haluamme saada aikaiseksi kompromissin neuvoston ja parlamentin kanssa. Haluamme nopeasti sopimuksen tästä hyvin tärkeästä ehdotuksesta ja myös uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tämä on kaikkien etujen mukaista, jotta saamme hyvin nopeasti aikaiseksi sopimuksen. Näin Uusi monivuotinen rahoituskehys voisi olla käytössä jo tammikuun alussa 2021. Unionilla on oltava voimavarat kestävän elpymisen tueksi, jotta voimme kansalaisia ja niitä alueita tukea, jotka ovat kaikista eniten kärsineet tästä kriisistä. Meidän on myös huomioitava tuleva sukupolvi. Nyt meillä on Euroopassa mahdollisuus olla mm, vihreämpiä, digitaalisempia ja häiriönsieto kykyisempiä Ja näitä periaatteita meidän on suojeltava. Komissio tekee kaikkensa, jotta nopeasti saisimme sopimuksen aikaiseksi, joka on hyvin kunnianhimoinen sopimus. Haluaisin sanoa ministeri Rotille neuvostoon, että me olemme valmiita käymään keskusteluja kolmikannassa, jotta saamme edistystä aikaan, kun suojelemme Euroopan unionin budjetin etuja ja näin puolustamme myös yhteisiä arvojamme. Kiitos. Kiitokset komissaari Reindersille. Ja sitten vielä lopuksi ministeri Roth neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Kommissar. Kiitos paljon puhemies, hyvät jäsenet, komission jäsen. Ei tässä pelätä mitään vastakkainasettelua. Te ette pelkää, emmekä me neuvostossa myöskään. Tiedetään, mistä on kyse. Eurooppa ei ole rakennettu ainoastaan konsensuksen, vaan myös kiistan varaan ja yhtenäisemmän Euroopan rakentajat eivät olisi voineet kuvitella aikaisemmin, että olisimme joutuneet pohtimaan sitä, noudatetaanko oikeusvaltion periaatteita samalla tapaa kaikissa jäsenvaltioissa. Viittaisin jäsen Holmajerin kannanottoon. Tasavertainen kohtelu. Neuvostolle on tärkeää se, että jokaista jäsenvaltiota kohdellaan samoin, että kaikki jäsenvaltiot altistuvat valvonnalle. Ja kun Daniel Freund epäilee tässä puheenjohtajavaltion toimia, en halua muistaa ainoa, muistuttaa ainoastaan siitä, mitä liittokansleri sanoi eilen, vaan myös tämä on esitetty meidän ohjelmassamme. Tämä on varmasti komission jäsenellekin hienoa kuultavaa. Me tuemme siksi ehdotusta, että EU-budjetin varat liitetään siihen, että oikeusvaltion periaatteita kunnioitetaan jäsenvaltioissa. Siitähän tässä on kyse, hyvät naiset ja herrat, eikä meille riitä tämä. Edustaja Valters, ei tässä neuvosto mitään ruususen uunta näin, vaan me olemme ihan hyvässä vauhdissa tässä neuvostossa lähes jokaisessa kokouksessa tämän puheenjohtajakauden aikana pohditaan oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista Euroopan unionissa. Euroopan komission kertomus oikeusvaltion tilanteesta jäsenvaltioissa otetaan pohjaksi. Näin käydään objektiivista, mutta ei varmaankaan kiistatonta keskustelua. Toivon, että se onnistuu. Siinä mielessä olen kiitollinen kaikille jäsenille kannustuksesta, jota annoitte meille. Minä näen, että pitkälti ollaan tässä samalla linjoilla, mutta kun tämä on sisällytetty neuvotteluihin monivuotisista rahoituskehyksistä, tiedätte kaikki paljon paremmin kuin minä sen, että kaikki liittyy kaikkeen. Ei tässä keskustella yhdestä alasta erillisenä, mutta voitte kuitenkin luottaa siihen, että liittokanslerin – sanat kyllä kuullaan neuvostossa. Kyse ei ole ainoastaan rahasta, vaan todella siitä, mikä pitää meitä yhtenäisenä. Edustaja Sarvamaa ja Könes myös kysyttiin, onko täällä riittävästi kunnianhimoa. Voin vastata tähän kysymykseen hyvin selkeästi kyllä. Tässä ei poliittisesti myydä mitään alennuksella kellekään, ja siksi mielelläni käyn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

Care colleghe e cari colleghi, la seduta è ripresa. Vi comunico il risultato. Ilmoitan teille äänestyksen toisen kerroksen tulokset. Kansalaisaloite, väliaikaiset toimet, tarkistus liittyen pandemiaan, väliaikainen sopimustarkistus, 15 hyväksytty, Ensimmäinen käsittely parlamentissa on päättynyt. Sitten jäsenvaltioiden politiikka, työllisyyspolitiikka. Tarkistukset yhtenä paketina hyväksytty. Tarkistus kolme ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, tarkistus neljä hyväksytty, toisen osa viisi ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, tarkistus 5 kolmasosa hyväksytty, tarkistus 6 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, kolmas osa hyväksytty, neljäs osa hyväksytty, tarkistus 11 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, 15 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, 17 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, 20 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, kolmas osa hyväksytty, Tarkistus 33 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty. Tarkistus 36 hyväksytty, 38 hyväksytty, 28 raukeaa, 37 hyväksytty ja tarkistus 7 raukeaa. Sitten lisäbudjetti 5 vuonna 2020. Tarkistus 1 hylätty, Sitten kansanterveysstrategia pandemian jälkeen, tarkistus 11 hylätty. Kohta 1, ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, tarkistus 1 hylätty, kohta 2 hyväksytty, tarkistus 2 hylätty, tarkistus 7 hylätty, tarkistus 12 hylätty, tarkistus 13 hyvä, hylätty, 14 hylätty, tarkistus 15 hylätty. Kohta 9 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty. Kohta 10 hyväksytty, tarkistus 3 hylätty, tarkistus 16 hylätty, kohta 11 hyväksytty, tarkistus 17 hylätty, kohta 12 hyväksytty, 13 hyväksytty, kohta 14 hyväksytty, tarkistus 25 hyväksytty, tarkistus 22 hyväksytty, kohta 25 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty. Tarkistus 18 hyväksytty, kohta 28 hyväksytty, tarkistus 19 hyväksytty, kohta 31 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, kohta 32 hyväksytty, tarkistus 23 hyväksytty, Kohta 34. Ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty. Tarkistus 24 hyväksytty. 26 hyväksytty. 20 hylätty. Kohta 41. osa hyväksytty. Toinen osa hyväksytty. Kohta 42 hyväksytty. Tarkistus 4 hylätty. Johdatusosakappale B hyväksytty tarkistus 5 hylätty, tarkistus 6 hylätty, tarkistus 21 hyväksytty, tarkistus 9 hylätty, tarkistus 10 hylätty, tarkistus 8 hylätty. SND ja Renew-ryhmät ovat ilmoittaneet minulle tietyistä muutospäätöksistä valtuuskunnissa ja valiokunnissa – päätökset liitetään tämän istunnon pöytäkirjaan ja ne astuvat voimaan ilmoitettuna päivänä. Sitten kolmas äänestyskierros. Äänestämme asioista, jotka on merkattu esityslistalle ja Jardino on halunnut puheenvuoron Tämä liittyy EUn ja uuden sellainen väliseen sopimukseen, josta juuri neuvotellaan. Tällä tavalla on pyrkimys torjua terrorismia ja järjestäytyntä rikollisuutta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä tästä tehdystä työstä. Tavoitteena on ottaa esille parlamentin suositukset, jotka liittyvät sopimusneuvotteluihin Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä liittyen henkilötietojen vaihtoon Europolin ja Uuden-Seelannin viranomaisten välillä, jotka vastaavat järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta. Ikävä kyllä terrorismi edelleenkin on melkoinen uhka. Ja meidän täytyy torjua näitä toimia. Se on prioriteetti ei pelkästään EUlle, vaan kaikille jäsenvaltioille. On liikaa uhreja ollut viime vuosina kansalaiset ovat joutuneet väkivallan ja vihan uhreiksi ennennäkemättömällä tavalla, ja meidän täytyy puuttua tähän asiaan. Uuden sellainen mukaan ottaminen yhteistyömaihin on seurausta Christchurchin terroristi-iskusta vuodelta 2019, ja EU ja Uusi-Seelanti ovat kumppaneita, joilla on samoja periaatteita, näkemyksiä ja lähestymistapoja monissa asioissa. Europol ja uudensalainen poliisi tästä lähtien noudattavat yhteistyösopimusta, joka luo puitteet jäsennetylle yhteistyölle, mutta sieltä puuttuu vielä oikeusperusta, joka on tärkeä, jotta voidaan ennaltaehkäistä ja asettaa rikoksista syytteeseen. Mietinnössäni on tiettyjä tavoitteita, joihin pitää pyrkiä neuvotteluiden aikana, jotta voidaan käyttää henkilötietoja turvallisuustarkoituksiin ja näin voidaan myöskin varmistaa se, että ihmisten perusoikeuksia kunnioitetaan. Mielestäni teksti, josta äänestetään, on tasapainoinen näiden kahden vaatimuksen välillä. Terrorismin torjunta ja sen kansainvälinen luonne on asia, johon meidän pitää kiinnittää huomiota lainsäädännössä ja politiikassa. Ja toivottavasti huomenna parlamentti pystyy myöskin tukemaan tätä tekstiä. Kiitos. Kiitoksia. Äänestyskierros käynnistyy 18.30 ja äänestykset toimitetaan samalla tavalla kuin tähän mennessä. Eli kolmas äänestyskierros on nyt käynnistynyt ja teillä on aikaa vartia välillä seitsemään äänestää. Ja äänestykset ilmoitetaan huomenna kello yhdeksän. Ja 19.45 päätetään istunto ja se jatkuu huomenna. Ja esityslista löytyy parlamentin verkkosivuilta. Kiitos.